Prendiamo posto, colleghe e colleghi. Hyvät kollegat, jos käytte paikoillenne. A nome del Parlamento e personalmente Euroopan parlamentin nimissä ja henkilökohtaisesti haluaisin esittää surunvalitteluni kaikkien uhrien omaisille ystäville, kun nyt ajatellaan ukrainaanlaista lentokonetta, joka ammuttiin alas sen jälkeen, kun se oli noussut Iranin pääkaupungista Teheranista keskiviikkona. Ja kaikki 176 matkustajaa ja henkilökunnan jäsentä saivat surmansa luotamme siihen, että kunnollinen tutkimus tullaan suorittamaan avoimesti ja näin voidaan taata oikeus uhreille. Pidämme minuutin hiljaisuuden heidän muistokseen. grazie. Edustaja Jyrki Viciene on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. President, puhemies. Jatkan liettuan kielellä ensimmäistä 1991 oli viimeinen päivä pitkittynyttä sotaa Baltian maissa. Ja noin 50 vuotta, 50 vuotta oli kulunut äh, tärkeän sopimuksen allekirjoituksesta ja äh, nyt tänä päivää ei kuitenkaan muisteta, aivan kuten monet muut kollegat ovat kyllä muistaneet. Ja 13. tammikuuta on päivä, jolloin muistamme traagisia uhreja ja äh, osoitamme kunnioitusta so, so, so, sodalle, sodan taistelijoille. Ja tässä sitten ensimmäinen 1993 saimme vapautuksen, kun Liettuasta vetäytyi USAn armeija. Se, että nyt kannamme tätä kukkaan, niin se osoittaa, että osoitamme kunnioitusta kaikille Neuvostoliiton uhreille Baltian maissa ja muissa Itä-Euroopan maissa ja myös niille uhreille, jotka menettivät henkensä Neuvostoliitossa. Ja haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka äänestivät tärkeän päätöslauselman puolesta marraskuussa, joka liittyi Venäjän toimenpiteisiin Liettuassa. Teidän solidaarisuutenne on tärkeä osa eurooppalaisia arvoja. E Hyvät kollegat, toivottavasti lomanne sujui hyvin. Nyt avaamme istunnon, joka keskeytyi 19. joulukuuta 2019. Istunnon pöytäkirja on teille jaettu, onko siihen huomautettavaa? Ilmeisesti ei, eli Pöytäkirja on hyväksytty. Sitten pari ilmoitusasiaa. EPP ja ECR-ryhmät ovat ilmoittaneet tietyistä muutoksista liittyen valiokunta- ja valtuuskuntakokoonpanoihin. Nämä päätökset sisällytetään tämän istunnon pöytäkirjaan ja ne astuvat voimaan sitten, kun nämä ilmoitukset on tehty. Edustaja Caroline Epstadler on valittu Itävallan hallitukseen ja parlamentti panee merkille sen, että hänen paikkansa on nyt vapaana. Alkaen 7. tammikuuta 2020 työjärjestyksen mukaisesti. Kollegastamme tuli Eurooppa-ministeri ja me toivotamme hänelle kaikkea hyvää tässä uudessa toimessa. In seguito alla sentenza della Corte di Giustizia. Ja sen jälkeen, kun EUn tuomioistuin teki päätöksen 19. joulukuuta 2019, Euroopan parlamentti panee merkille, että Espanjasta edustajat Orja Junqueras y Vies, Puigdemont ja Caramayo ja Comin y Oliveres ovat nyt parlamentin jäseniä toinen heinäkuuta 2019 lähtien. Kun otetaan huomioon Espanjan vaalilautakunnan päätös 3. tammikuuta 2020, sen jälkeen kun korkein oikeus oli tehnyt päätöksen 9. joulukuuta. Parlamentti panee merkille, että edustaja Oriol Junkerasi Viesin paikka on vapaana parlamentissa alkaen 3. tammikuuta 2020 työjärjestyksen mukaisesti. Artiklan 3 kohdan 2 mukaisesti työjärjestyksestä niin kauan kuin heidän valtakirjojaan ei ole tarkastettu, eikä myöskään ole nostettu mitään vastalauseita. Edustajat Komeni Oliveres sekä Puigdemont Casamazro ovat parlamentin täysvaltaisia jäseniä kaikissa sen elimissä, mikäli he eivät hoida jotain tehtävää, joka olisi ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa. Edustaja Elizabeth Harris Annunziata Mary Rees-Mogg ja John Longworth ovat lähteneet sitoutumattomista ja ovat liittyneet ECR-ryhmään 10. tammikuuta 2020 lähtien. Edustajat Puigdemont Casamajo ja Komeni Oliveres ovat sitoutumattomia jäseniä. Juri-valiokunta on päättänyt käynnistää toimielinten väliset neuvottelut neuvoston kanssa työjärjestyksen säännön 72 mukaisesti. Parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytyt kannat ovat mandaatti näille neuvotteluille ja ne löytyvät parlamentin täysistunnon nettisivuilta ja niiden otsikot sisällytetään tämän istunnon pöytäkirjaan. Ja sitten haluaisin ilmoittaa. No, edustaja, voisitteko nyt istua ihan rauhassa? Ihan rauhassa. Ei tästä asiasta käydä mitään keskustelua, eli olkaa ihan rauhassa nyt vain. Eli keskiviikkona allekirjoitan artiklan 79 mukaisesti työjärjestyksestä yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa kaksi lakia, jotka on hyväksytty tavanomaisessa lainsäädäntömenettelyssä, ja niiden otsikot sisällytetään tämän istunnon pöytäkirjaan. Ja näistä asioista tietenkään ei ole mitään keskustelua. Ja sitten lopullinen esityslista. Edustaja, voisitko nyt istua alas? Ihan rauhassa. Ihan rauhassa. Lopullinen esityslistan luonnos, joka hyväksyttiin puheenjohtajakokouksessa 9. tammikuuta työjärjestyksen mukaisesti, se on jaettu. Ja sitten tiettyjä muutosehdotuksia. Kun poliittiset ryhmät ovat keskustelleet keskustelleet asiasta, esittelen seuraavan muutosehdotuksen esityslistaan, mitä tulee torstaihin. Eli Burundi, erityisesti vangittujen toimittajien tapaus. Tämä otsikko on nyt muutettu, eli nyt se on Burundi, erityisesti ilmaisun vapaus. Onko vastalauseita? Jos ei ole, niin sitten sitten nämä muutokset katsotaan hyväksytyiksi. Ja sitten maanantai kansanpuolue on pyytänyt, että komission julkilausuma aiheesta rajat ylittävä järjestäytynyt rikollisuus ja sen vaikutus vapaaseen liikkuvuuteen. Tämä otsikko muutettaisiin, eli rajat ylittävä järjestäytynyt rikollisuus ja sen vaikutus vapaaseen liikkuvuuteen erityisesti Malmö ja Kööpenhamina. Edustaja Tobe haluaa esitellä tämän pyynnön. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Ruotsissa on vakavia ongelmia. Väkivalta, joka liittyy järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Malmön kaupunki on joutunut tämän riivaamaksi erityisesti pommitukset ja Ampumakohtaukset ovat nyt osa arkipäivää maailmassa. Viime vuonna Tanskan hallitus otti käyttöön rajavalvonnan Ruotsin vastaisella rajalla suojellakseen tanskalaisia kansalaisia jengirikollisuudelta. Tämä on aivan ainutlaatuinen päätös. Kukaan, mikään hallitus ei ole viitannut jengeihin naapurimaassa aikaisemmin rajavalvonnan syönä. EPP on sitä mieltä, että kärjistyvää väkivaltaa väkivalta Malmössä ja Kööpenhaminassa pitäisi mainita tässä otsikossa, kun puhumme rajat ylittävästä järjestäytyneestä rikollisuudesta ja pyydämme tästä nimenhuutoäänestyksestä se fakta, että SET-ryhmä ei halua Malmon ongelmia mainituksi otsikossa, on hyvin valitettavaa. Nyt pitää tarttua mahdollisuuteen parlamentissa. Meillä on vakavia ongelmia käsiteltävänä ja tämä on tärkeää ei pelkästään Ruotsille ja Tanskalle, vaan myös koko EUlle. Kiitoksia edustaja Tobe. Jos joku haluaa käyttää vastakkaisen puheenvuoron, niin en sieltä. Puheenjohtaja Iratsch, olkaa hyvä. Lo que me parece lamenta... No minusta harmittavan se, että tässä nyt käytetään näitä puheenvuoroja, joilla nyt pyritään muuttamaan esityslistaa. Ja nyt kolmatta kertaa peräkkäin yritetään voittaa äänestys, joka on jo kaksi kertaa hävitty. Kansanpuole on kahteen kertaan yrittänyt ottaa esille tämän kysymyksen puheenjohtajakokouksessa ja muut ryhmät sanoimme ihan selvästi, mikä on meidän kantamme. Jos on tarpeen, niin voimme vielä kerran toistaa sen. Me katsomme, että on tärkeää puhua järjestäytyneestä rikollisuudesta ja sen vaaroista, mutta ei ole tarpeen kriminalisoida yhtä ainoa tapausta ja hyökätä jotain yhtä kaupunkia vastaan, kuten tässä tapauksessa. Eli te voitte jatkaa tällä linjalla, mutta meidänkin linjamme pysyy muuttumattomana. Kiitos. No niin, nyt äänestämme tästä ehdotuksesta nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty. Edelleen maanantai ED, ID-ryhmä on pyytänyt, että komission julkilausuma, jonka otsikko on tuhoisat metsäpalot Australiassa ja muut ilmastonmuutoksesta aiheutuvat äärimmäiset sääilmiöt, että tämä muutettaisiin tuhoisat metsäpalot Australiassa Resk EU-ohjelman aktivointi. Edustaja Melan saa esitellä tämän ID-ryhmän ehdotuksen. Olkaa hyvä. monsieur le président. Kiitos puhemies, arvoisat kollegat. Jos ajatellaan nyt tätä äh, tilannetta, jossa miljoonat äh, eläimet, nisäkkäät ja hyönteiset ja muut ovat palaneet elävältä ja myös ihmiselämä on vakavasti uhattuna. Meidän täytyy reagoida vahvasti ja tämä on osoitus eurooppalaisesta solidaarisuudesta ystävämaata Australiaa kohtaan. Meillä on <clears throat> tällainen Rescue-ohjelma käytössä. Sitä voitaisiin tässä käyttää, vaikka se teoriassa on varattu jäsenvaltioille. Ja tässä voitaisiin antaa avuksi logistiikkaa ja muuta sellaista, jolla voitaisiin taistella liekkejä vastaan. Ja arvoisat kollegat, tämä voitaisiin laittaa, ottaa osaksi tätä keskustelua, kun keskustelemme Australian tuho, tuhoisista paloista. Kiitos. Sitten Kokkali saa käyttää vastapuheenvuoron. Kiitos puhemies. Valitettavasti tämä painajainen, joka tapahtuu parhaillaan Australiassa, ei tapahdu itsestään, vaan ilmastonmuutoksen takia. Siksi me olemme eri mieltä otsikon muuttamisesta. Me olemme kuitenkin sitä mieltä, että meillä on moraalinen vastuu käyttää Rescue EU ohjelma joka puolella EUta, joten emme vastustaisi EU e ohjelman ottamista mukaan otsikoon, mutta vastustamme sitä, että ilmastonmuutos poistettaisiin otsikosta. Kiitos. Abbiamo sentito la... Eli nyt saimme kuulla nämä kaksi ehdotusta. Ja äänestämme tästä kädenhuutoäänestyksenä, eli ne, jotka tukevat Melenin ehdotusta, Nostakaa käsi ylös nyt. Sitten vasta-äänet. Eli esityslista pysyy ennallaan tältä osin. Ja sitten keskiviikoksi on pyydetty, että puhuttaisiin liiallisesta voimankäytöstä rahanomaisten mielenosoitusten yhteydessä, ja että tämä olisi iltapäivällä toinen kohta. Ja tästä tehtäisiin sitten päätösasuma, josta äänestetään torstaina. Edustaja Pelletier haluaa esitellä tämän GUE-ryhmän ehdotuksen. Monsieur le Président. Kiitos puhemies. Tässä parlamentissa on äänestetty tai päätöslauselma on hyväksytty tätä väkivaltaa vastaan ja nyt nykyään on paljon poliiseihin kohdistuvaa väkivaltaa Euroopassa. Ajattelen erityisesti Belgiaa, Kreikkaa, Ranskaa, Puolaa, Romaniaa ja niin edelleen. Vaikka YK ja muut kansainväliset järjestöt ovat tämän tuominneet ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ihmisoikeuksien puolesta ja minä haluaisin muistaa Äh, muistaa nämä uutiskuvat viime viikolta. Meidän ryhmämme GUE ja muut on, olemme pyytäneet, että päätöslauselma tehtäisiin, joka liittyisi siihen, että, että näiden aseiden käyttö äh, kiellettäisiin ja että tässä täytyisi muistaa, että kohtuudella pitäisi voimankäyttöä harrastaa ja kieltää nämä tietyt äh, välineet. Ja tässä haluaisin muistuttaa, että oikeus osoittaa mieltä on perustavanlaatuinen oikeus, joka EUn tulee taata. Intervento contrario. Kiitoksia. Sitten vastapuheenvuoro edustaja Kemp, olkaa hyvä. No, sorry. Sorry, Okay. Panie przewodniczący, droga pani, chcę powiedzieć, że użyła pani... E... Kiitos, puhemies. Käsittääkseni kollega mainitsi myös Puolan. Puolassa käydään vain rauhanomaisia mielenosoituksia eikä poliisi käytä väkivaltaa, mutta mitä tulee oikeusvaltioperiaatteeseen Ranskassa, niin kyllä sitä pitää kunnioittaa, mutta meillä on oma kantamme ja minä toivoisin, että ECR-ryhmän puolesta sallisitte sen, että esitämme oman päätöslauselmaesityksillä. Meillä on myös muutospyyntö keskiviikolla. Kiitoksia. Eli nyt äänestämme Pöletien ehdotuksesta nimenhoitoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Garcia Perez, olkaa hyvä. Seria, seria posible pedir... Olisiko mahdollista pyytää erillisäänestystä, koska tämä ehdotus käsittääksemme on keskustelu ja päätöslauselma. Ja me haluaisimme käydä keskustelua, mutta emme haluaisi laatia päätöslauselmaa. Eli olisiko mahdollista eriyttää nämä asiat ja keskustelua me voimme tukea. Selvä. Eli ensimmäinen äänestys, Pölytien ehdotus, eli keskustelu tästä aiheesta ilman päätöslauselmaa. Äänet puolesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Eli esityslista pysyy ennallaan. Ja sitten keskiviikolle ECR-ryhmä on esittänyt keskustelua oikeusvaltioperiaatteesta Ranskassa erityisesti väkivallasta mielenosoittajia vastaan ja tästä äänestetään torstaina. Edustaja Kempa haluaa esittää tämän ehdotuksen ECR-ryhmän nimissä. Kiitos puhemies. Kun puhutaan voimankäytöstä, tuomareita ja asianajajia vastaan niin Pariisissa ja näitä niin sanottuja keltaliivien mielenosoitteja vastaan, niin haluaisin pyytää ECR-ryhmän nimissä keskustelua oikeusvaltioperiaatteesta Ranskasta, haluaisin muistuttaa mielenosoittajien oikeuksista, oikeuksista ja ilmaisun vapauksista, vapaudesta ja perusoikeuksista. Perusoikeuskirjan artiklan 12 mukaan kaikilla pitäisi olla mahdollisuus kokoontumisvapaus ja oikeus osoittaa mieltään rauhanomaisesti. Eli tämä toiminta selkeästi rikkoo Lissabonin sopimusta ja perusoikeuskirjaa, kun puhutaan tällaisesta isosta jäsenvaltiosta kuin Ranska, jos tällaista sallitaan Ranskassa, se ei ole korrektia, sillä mielenosoituksia ei pitäisi tällä tavalla tukahduttaa. Me haluaisimme äänestyksen, jotta kaikki pystyvät ilmaisemaan kantansa ja vastustaa tätä väkivallan käyttöä. Kuka haluaa käyttää vastapuheenvuoron? Ei kukaan. Eli äänestämme eri käsiä nostamalla. Kuka tukee Kempan ehdotusta? Nostakoon käden pystyyn nyt. Äänet vastaan. Ehdotus on hylätty. Eli esityslista on nyt löyty lukkoon. Ja nyt sitten siirrymme ensimmäiseen keskusteluun, eli tuhoisat metsäpalot Australiassa. Diamo la parola al commissario Serkovic. Ja komission jäsen Serkovic, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Kiitos puhemies. Thank you very much, Mr. President, honorable members. Kiitos tosiaan arvoisa puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Odotan tässä pari sekuntia, jotta tunnelma hieman rauhoittuu. Colleagues, we will take one minute before we start. Niin, kollegat. So please. Kollegat, käynnistämme keskustelun minuutin kuluttua, eli jos ette halua olla mukana keskustelussa, niin olkaa hyvä ja poistukaa täysistun salista mahdollisimman hiljaisesti ja pikaisesti. Kiitos. Okay, colleagues, we will start. No niin, kollegat, nyt sitten komission julkilausuma, eli tuhoisat metsäpalot Australiassa ja muut ilmastonmuutoksesta aiheutuvat äärimmäiset sääilmiöt. Voit esittää sinisiä kortteja käyttämällä perinteistä rekisteröintijärjestelmää tai sitten sähköistä järjestelmää. Säännöt löytyvät täysistunsalin ulkopuolelta ja seuraavaksi sitten komission varapuheenjohtaja Sefcovic, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Kiitos arvoisa puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Dramaattisista ja traagisista tapahtumista huolimatta äh, nyt kun on ensimmäinen kerta Euroopan parlamentin täysistunnossa tämän vuoden puolella, niin toivotan teille tästä huolimatta kaikkea hyvää uudelle vuodelle ja uudelle vuosikymmenelle. Ja tämä tulee olemaan hyvin haastava vuosi ja sen takia on hienoa, arvostan tätä kovasti, että heti ensimmäisenä asiana esityslistalla on tämä traaginen, dramaattinen, hyvin vakava aihe Australian metsäpaloista – ja tiedätte varmasti, että Luxemburgissa äh, kes- on keskusteltu äh, asioista ja sen takia minun äh, osani on tänä päivänä edustaa Euroopan komissiota. Tämä on minulle suuri kunnia. Kuten tiedätte hyvin, niin Australiassa on ja aivan kuten Australia on nyt vahvistanut, niin nämä ovat ennen näkemättömiä metsäpaloja. Ne ovat tuhonneet paikallisyhteisöjä, ne ovat johtaneet ihmisten kotien tuhoutumiseen, ne ovat vaatineet ihmishenkiä ja jopa miljardi eläintä on kuollut. Monet niistä ovat aivan ainutlaatuisia koko maailmassa. <clears throat> Ja metsiä, maata, ekosysteemejä, eläimiä on tuhoutunut ja sen lisäksi tämä metsäpaloskandaali on tuhonnut elantoja, elinkeinoja joka puolella tai monessa paikassa Australia, Australia ja monessa paikassa Australiassa on annettu äärimmäisiä säävaroituksia. Ja meidän täytyy osoittaa kaikki tuki ja solidaarisuus Australialle. He tarvitsevat sitä. Euroopan unioni on valmiina auttamaan australialaisia. Eilen sunnuntaina komissaari Lenarcic puhui juuri Australian ministeri Litobrautille ja hän korosti sitä, että Euroopan unioni on valmis auttamaan Australiaa näinä kriisiaikoina. Ja myös kerrottiin ministerille siitä mahdollisuudesta, että voimme lähettää lyhyellä varoitusajalla ähm, unionin kansalaissuojelumekanismin kautta palomiehiä avuksi. Ja EU on siis valmis auttamaan ja komissaari myös kuuli, että tällä hetkellä Australiassa ei tarvita lisää apua. Arvoisat parlamentin jäsenet, eh, tiede osoittaa aivan selvästi, että ilmastonmuutos kärjistää äärimmäisiä sääolosuhteita ja tällaiset ääriilmiöt vain lisääntyvät. Ne ovat entistä eh, vaarallisempia ja ja aiheuttavat entistä suurempia tuhoja. Ja meidän täytyy nyt ymmärtää viimeistään tässä vaiheessa, että meidän täytyy tehdä jotakin. Meidän täytyy yhdessä lieventää ilmastonmuutoksen vaikutuksia Euroopassa, Australiassa ja kaikkialla maailmassa. Olemme keskustelleet monta kertaa viime kuukausien aikana siitä, kuinka tärkeää on, että EU näyttää johtajuutta kansainvälisissä ilmastotoimissa. On tärkeää, että Pariisin ilmastosopimus saadaan nopeasti täytäntöön ja että pystytään sopimaan kunnianhimoiset globaalit tavoitteet osana Euroopan vihreää sopimusta. Euroopan unioni ottaa tämän hyvin vakavasti ja me olemme äh, kahdenvälisesti keskustelleet usean maiden kanssa, G20-maiden kanssa erityisesti, koska ne ovat vastuussa 75 prosentista maailman päästöistä. Me arvostamme sitä, että meillä on pitkäaikainen kumppanuussuhde Australian kanssa ja me haluamme vahvistaa ja tiivistää vuoropuhelua myös ilmaston ilmastotoimien osalta puitesopimuksessa. Ja on hyvä, että tätä kiireellistä keskustelua nyt käydään täällä Euroopan parlamentissa. Ymmärretään, kuinka tärkeitä ja kiireellisiä ilmastotoimet ovat. Ja tällaiset traagiset tapahtumat vain korostavat nopean toiminnan merkitystä ja sitä, että meidän täytyy ryhtyä toimiin globaalilla tasolla. Tämä on toinen vain taas yksi osoitus siitä, että Euroopan unionin pitää toimia johtajana Euroopan tai koko maailman ilmastotoimissa ja Euroopan komissio on tässä työssä täysin rinnoin mukana. Kiitos arvoisa puhemies. Kiitoksia komission jäsen ja sitten poliittiset ryhmät. Yksi minuutti kansanpuolueesta. Edustaja Bentele, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen Sefkovic, kiitos tästä alustuksesta. Minulla on kaksi huomiota. Ensinnäkin kun meillä on nyt uusi komissio ja vihreän kehityksen ohjelma ja Madridin ilmastokonferenssi, niin EUn ulkopolitiikan pitää ottaa huomioon ilmasto- ja ympäristöasiat yhä paremmin. Me emme tarvitse pelkästään ilmastodiplomateja ja huippukokouksia, vaan myös Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden noudattamista ja vihreän kehityksen todellista sisältöä. Ohjelmaa, ohjelmalle pitää antaa resurssit, myös henkilöresurssit ja vastuualueet pitää määritellä tarkasti, jotta voimme puuttua myös vaikeisiin kumppaneihin, kuten Australialle, saada heidät mukaan. Lisäksi me, maastopalojen torjuntaa pitää ottaa ottaa huomioon. Australian metsäpalon torjuntahan on yksi maailman parhaista ja silti siellä uudenlaiset palot ovat olleet haasteena, joten meidän on otettava huomioon se, että tietyt alueet ovat, joutuvat ehkä jäämään asuttamattomaksi palojen takia. Kreikassa tuli valtavat tuhot metsäpalojen takia. Myös täällä Euroopassa voi seuraavasta kesästä tulla kuuma. Siksi hyvä komission jäsen, muistakaa myös ennaltaehkäisy ja sopeutuminen metsäpaloihin tämän eurooppalaisen ilmastodiplomatian rinnalla. Kiitos. Thank you very much. Please... Kiitoksia. Ja kollegat, noudattakaa myöskin puheaikojanne. Ja sitten seuraavaksi sosialistien ja demokraattien ryhmästä puheenvuoron kahdeksi minuutiksi saa Dalli, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, puheenjohtaja Sefcovic. Monet kuvittelevat ehkä, että se mitä tapahtuu Australiassa tapahtuu hyvin kaukana eikä se vaikuta mitenkään Eurooppaan, mutta se ei pidä ollenkaan paikkaansa. Australian metsäpadot lisäävät hiilidioksidin määrää ilmakehässä ja luo myrkyllisiä alueita. Tästä syntynyt savu kiertää ympäri planeettaa, ja New South Walesin ja Queenslandin palot ovat jo aiheuttaneet 106 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöt, ja se luo riittävästi lämpöä, jotta syntyy esimerkiksi syklonisia tulitornaadoita. 7,5 miljoonaa hehtaaria, jotka on tuhoutunut, on enemmän kuin Alankomaiden ja Belgian pintala yhteensä. Yli miljardi eläintä, eli kaksi kertaa EU-kansalaisten määrä on kuollut, ja tämä on myöskin luonnon monimuotoisuuden kriisi. Australiassa on satoja nisäkkäitä, joita ei ole missään muualla maailmassa. Ja kun ajatellaan tätä tuhoa, niin meidän ei pidä nyt olla toimettomina ja EUn pitäisi johtaa ilmaston torjunnan muutosta, kun näemme näin tapahtuvan. Me näemme, mitä Brasiliassa tapahtuu, kun Amazonissa oli tulopaloja. Ja Australian hallitus viime kuukausina on epäröinyt yhdistää nämä metsäpalot ilmastonmuutokseen. Ja täälläkin tänään jotkut yrittävät tehdä samaa. Ja täällä on suunniteltu jopa sitä, että käytetään näitä hiilidioksidisopimuksessa olevia porsanreikiä, jotta voidaan kiertää Pariisin sopimusta. Nämä metsäpalot kestävät vielä ainakin kuukauden, mutta tässä puhutaan nyt ilmastonmuutoksesta ja tämä koskee meitä kaikkia. Ja siksi Australian hallituksen pitää tunnustaa ilmastonmuutos, vähentää riippuvaisuutta fossiilisista polttoaineista ja noudattaa Pariisin sopimusta nyt ennen kuin on liian myöhäistä. Kiitos. Kiitos sitten Renew-ryhmästä. Kaksi minuuttia. Edustaja Müller, olkaa hyvä. Minä edustan delegaatiota, joka on vastuussa suhteista Australian. Haluaisin ensiksi osoittaa kunnioitusta ja myötätuntoa Australian metsäpalojen uhreille. Otamme osaa. Olemme hyvin pahoillamme siitä, että tässä on menetetty ihmishenkiä, ihmisten omaisuutta, metsää, eläimiä ja kaikkea muuta erittäin tärkeää. Olemme täydessä solidaarisuudessa australialaisia kohtaan. Meidän ajatuksemme ovat uhrien perheiden luona ja me haluamme myös kunnioittaa palomiesten tärkeää työtä. Ja tietysti täytyy miettiä, että mitkä ovat tämä, näiden katastrofaalisten palojen syyt. Australian ilmasto on kuuma ja kuiva ja metsäpalot ovat osa Australian ekologiaa ja, ja ne mahdollistavat tiettyjen eläin- ja kasvilajien kasvun ja elämisen. Mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö ilmastonmuutos olisi kuivattanut ja lämmittänyt Australian ilmastoa entisestään ja tekevät näistä metsäpaloista entistä vaarallisempia. Mitä Johtopäätöksiä täytyy tästä tehdä. Ensiksi täytyy miettiä, että Euroopan unionin katastrofivalmiusmekanismi on valmis myös reagoimaan mahdollisesti EU-ssa vastaaviin katastrofeihin ja että me voimme auttaa kolmansia maita myös tämänkaltaisissa katastrofitilanteissa tarvittaessa. Ja tietysti Australian pitää noudattaa ilmastotavoitteita ja olla mukana ilmastotoimissa. Minä uskon, että nämä tavoitteet voidaan saavuttaa, erityisesti kun meillä on paljon potentiaalia uusiutuvan energian suhteen. Pääministeri Morrison on tämän jo sanonutkin lehdistötilaisuudessa. Ja jo helmikuussa me matkustimme Helmikuussa matkustamme delegaationa Australiaan ja silloin sitten tarkastelemme palojen seurauksia ja käymme avointa keskustelua paikallisten politiikkojen kanssa ja täytyy sanoa, että tässä vaiheessa nyt ensisijaisesti annamme tukea ja solidaarisuutta australialaisille ystävillemme ja erityisesti unohdamme nyt tässä hetkessä ne, ne tavoitteet ja tulevaisuuden toimet. Nyt olemme australialaisten rinnalla. Kiitoksia sitten vihreistä. Edustaja Holmgren, yksi minuutti. Tack, fru ordförande. Kiitos arvoisa puhemies. Eh, just... Australiassa koetaan tällä hetkellä todella kuumia ja kuivia hetkiä. Eh, keskilämpötilat joulukuussa olivat jopa neljä astetta keskiarvon yläpuolella. Erittäin kuuma ja kuiva sää vallitsi ennen joulua ja, ja tämä on ennätys kuumaa ja edellinen kuumuusennätys oli tehty edellisenä vuonna vasta. Ja tämä on selkeä osoitus siitä, että ilmaston lämpeneminen johtaa, siitä, johtaa siihen, että lämpötilat nousevat, keskilämpötilat nousevat, kuivuus lisääntyy. Ja tämä tietysti lisää myös metsäpalojen riskiä ja niiden vakavuutta ja laajuutta. Ja tämä on aivan päivän selvää ja silti Australia, Kiina, USA ovat kovaa vauhtia menossa kohti kolmen asteen ilmaston lämpenemistä täl- nykyvauhdilla. Sen takia on tärkeää, että nämä maat ovat mukana. Se ei riitä, mitä me teemme täällä EU:ssa. ssa me emme voi odottaa nyt 2030 tai 50-luvulle, vaan ryhtyä ilmastotoimiin nyt. Very much. On Kiitoksia. Ja seuraavaksi ID-ryhmästä yksi minuutti edustaja Lima. Se, mikä minua häiritsee tässä keskustelussa, on tämä sensaatiohakuisuus. Vasemmisto-vihreät kliimaneurotikot suhtautuvat näihin metsäpaloihin Australiassa niin, että tässä nyt on viimeinen, viimeinkin todisteet ihmisten ahtamasta tahosta. Hävetkää nämä metsäpalot kuuluvat tämän mantereen ekosysteemin monena vuonna – mona, monena vuonna historiassa on tullut tällaisia paloja. Jos katsotaan näitä vuoden, viimeisten 120 vuoden tilastoja, niin nähdään, miten paloja on ollut. Ja itse asiassa palojen, palojen syynä on ollut myös vihreä politiikka. Siellä on tällainen kohdennettu hallittu polttaminen kielletty ja nämä todisteet eivät tietenkään vähennä uhrien, uhrien kunnioitusta eikä tilanteen dramaattisuutta. Kiitoksia sitten ECR-ryhmästä. Edustaja Wisniewska, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Hyvät kollegat, jos nyt katsotaan Australian tilannetta, niin se on erittäin vakava. Olemme nähneet, että metsäpalot vaikuttavat koko mantereeseen ja viikkokausia ne ovat aiheuttaneet tuhoja kaikkialla Australian luonnossa ja ympäristössä. Se on uhannut ihmisten ja eläinten henkeä. Ja tietysti me olemme hyvin liikuttuneita tästä tilanteesta. Kuivuus on kestänyt jo hyvin pitkään – ja on tietysti muitakin tekijöitä, jotka edistävät näitä paloja. Mutta täytyy muistaa, että metsäpalot Australiassa eivät ole mikään uusi ilmiö. Näitä asioita tapahtuu joka vuosi. Ja jos kuunnellaan tiettyjä kommentteja tässä keskustelussa, niin mehän tiedämme, että Euroopan parlamentti on huolissaan ilmastonmuutoksesta. Meidän täytyy katsoa, millaisiin toimiin parlamentti on ryhtynyt. Jos nyt katsotaan parlamentin toimia, niin kerran kuussa me matkustamme Strasbourgiin ja aiheutamme valtavia hiilidioksidipäästöjä. Ja sitten ylläpitokustannukset myöskin Strasbourgissa ovat aika korkeat miljoonia. Eli tämä kyllä heikentää näitä argumentteja. Kiitoksia. Ja sitten GUE-ryhmästä yksi minuutti, edustaja Kokkalis. Kiitos arvoisa puhemies, arvoisa komissaari. On totta, että Australian metsäpalot ovat ennen näkemättömän suuria, mutta eivät nämä ihan odottamattomasti tulleet. Nimittäin jo aikaisemmin Australiassa on ennakoitu, että metsäpalokaudet pitenevät ja palot ovat ovat entistä pidempiä ja kuumempia ja että tämä oli täysin nähtävissä ja meidän omat omat ennusteemme ovat täysin samansuuntaisia, että erityisesti Etelä-Euroopassa metsäpalot lisääntyvät ja ne ovat entistä vakavampia. Ja jos kaksi astetta Eurooppa lämpenee Välimeren alueella, niin, niin seuraukset ovat täysin katastrofaaliset, täysin hallitsemattomat. Ja mitä sitten on tehty Australiassa, on tehty täysin riittämättömiä toimia. Me emme voi tehdä niin kuin australialaiset tekevät. Meidän täytyy tehdä sitä, mitä tiedemiehemme ja omat lapsemme meiltä vaativat. Meidän täytyy ryhtyä tiiviisiin ilmastotoimiin nopeasti ja meidän täytyy osoittaa, että Eurooppa on il- maailmanlaajuinen ilmastotoimien pioneeri osana vihreää sopimustamme. Kiitos sitten sitoutumattomista Yksi minuutti, edustaja Evi, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Syyskuusta lähtien metsäpalot ovat raivonneet Australiassa ja olemme nyt nähneet, että 25 ihmistä on saanut surmansa. Valtavat alueet ovat tuhoutuneet ja yli miljardi eläintä on saanut surmansa. Pääkaupunki Canberra on rekisteröinyt kaikkein huonoimman ilmanlaadun maailmassa – ja tämä on tilanne, jota ei voida mitenkään hyväksyä. Ja nyt sitten, kun katsotaan näitä äärimmäisiä luontoilmiöitä, jotka johtuvat ilmastonmuutoksesta, niin pelkästään tämä ei riitä. Pääministeri Australiassa sanoi, ettei ole mahdollista toimia tehokkaasti, vaan että konservatiivihallitus ei vahvista ilmastonmuutoksen vastaista politiikkaa. Australia on myös maa Brasilian rinnalla, joka on estänyt Madridissa neuvotteluita COP25-kokouksessa. Komissio neuvotteli, neuvottelee nyt vapakauppasopimuksesta Australian kanssa. Miten voidaan taata se, että sinne saataisiin mukaan myöskin kestävyys, kestävän kehityksen lausekkeita. Ja meidän pitää sitten langettaa pakotteita, mikäli näitä sääntöjä ei noudateta. Kiitos. Mr. Kiitoksia sitten edustaja Viisik. Yksi minuutti. Kiitos. Australian ongelma eivät ole palot itse. Tämä on osa luontoa siellä. Maastopalot ja metsät ja luonnonlajit ovat sopeutuneet näihin paloihin, mutta nyt nämä palot ovat niin laajoja, tämä johtuu kuivuudesta. Lämpötilat ovat olleet jopa neljä astetta lämpimämpiä kuin muutoin. Tämä tulee tulevaisuudessa olemaan yleistä. Puolueja tulee yhä yhä laajemmalti ja useammin. Tämä myös aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä, ellemme anna luonnon sopeutua muutoksia. Australiasta saattaa tulla varoittava esimerkki siitä, miten tämä elämäntapa on epäonnistunut. Me tarvits, meidän pitää muuttaa kansallista politiikkaa. Ei ole kyse siitä, että Australia on liian kaukana ja että se on aivan oma mantereensa. Ei se ole niin eristetty paikka kuin mitä ajattelemme. Mrs. Kiitos sitten edustaja Piiri, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Massiiviset maastopalot ovat raivonneet Australiassa viime kuukausien aikana sitten syksyn, niin 27 ihmistä on kuollut ja miljoonat ovat menettäneet kotinsa. Palomiehet ovat jaksamisensa äärirajoilla. Meidän täytyy osoittaa solidaarisuutta australialaisille, joiden taivaalta ei saada vettä, vaan tuhkaa. Ja me emme voi tarkastella kysymystä erillään ilmastonmuutoksesta. Tämä ei ole mikään sattuma, vaan tämä on ilmastotuho, joka on seurausta ilmaston lämpenemisestä. Ja kysymys kuuluu, että, että johtaako tämä australialaisen ilmastopolitiikan viisastumiseen, nimittäin pääministeri Morrisonin hallitus ei ole tehnyt yhtään mitään saavuttaakseen ilmastotavoitteensa. Madridin keskusteluissa – Australia ja Saudi-Arabia ovat pahimmat saastuttajat ja nämä maat eivät juuri halua tehdä yhtään mitään. Miten, miten pääministeri Morrison voi käyttäytyä tällä tavalla, jos ajatellaan, että, että mikä rooli Australialla tässä on? Tämä ei tietenkään ole ainoastaan Australian ongelma, vaan se on yksi aikakautemme suurimmista haasteista. Kaikki maat ovat siitä vastuussa. Nämä tuhoisat Australian palot osoittavat, kuinka korkeiksi kustannukset nousevat, jos ei tehdä mitään. Tämä otettakoon huomioon seuraavassa ilmastokokouksessa. Ja tämä entisestään antaa meille lisää vastuuta. Meidän täytyy toimia pioneerina, mutta Euroopan äh, vihreä sopimus ei saa rajoittua ainoastaan Eurooppaan, vaan ilmastopolitiikan täytyy olla tärkeä osa ulkopoliittista välineistöämme ja tällainen merkittävä pehmeä voima, jota käytettäköön ulkosuhteissa. Aikaa ei ole hukattavaksi. Meidän täytyy osoittaa esimerkkiä. Meidän täytyy saada kaikki kumppanimaat tähän samaan rintamaan torjumaan ilmastonmuutosta kaikin keinoin. Kiitos. Menet and half. Kiitoksia. Seuraavaksi Bijou, puolitoista minuuttia. Merci, madame. Kiitoksia, puhemies. No, voitteko kuulla Australiasta saakka ihmisten ja uhrien kärsimyksen? Monet ihmiset ovat menettäneet kaiken. Meidän täytyy kuulla miljardin eläimen huudot, jotka ovat palanneet kuoliaiksi. Tämä on valtava SOS-viesti ja tämä on koko planeetta koskeva hälytyskello. Ja näin meidän täytyy nähdä Australian draama. Tämä osoittaa, että meidän täytyy edetä vihreän kehityksen sopimuksen kanssa. Uudessa Kaledoniassa asuu EU-kansalaisia lähellä Australiaa ja me olemme tämän katastrofin ensimmäiset todistajat. Euroopassa meidän täytyy nyt toimia solidaarisesti, mutta todellisuus on se, että meillä pitäisi olla velvollisuus toimia yhdessä myöskin poliittisesti. Me olemme julistaneet ilmastohätätilan, niin miten voisimme olla ymmärtämättä, että jos me emme vauhdita ilmastonmuutoksen torjuntaa, silloin Australian katastrofi on pian koko planeettaa koskeva katastrofi. Meidän täytyy torjua ilmastopäilijöitä vastaan kaikkialla ja myöskin täällä, koska näiden, nämä katastrofit eivät tunne rajoja. Australiasta Chileen asti suuri toksinen pilvi on nyt Valtameren yllä. Siellä on valtavasti monimuotoisuutta ja 40, 80 prosenttia Euroopan biodiversiteetistä tulee meidän takaiselta alueelta. Ja tältä pohjalta haluaisin todeta, että meidän täytyy nyt toimia konkreettisesti, jotta voimme suojella ympäristöä ja tulevia sukupolvia. Ja näin optimisesti haluaisin todeta, että vihreän kehityksen sopimuksen täytyy koskea myöskin näitä meren takaisia alueita, jotka ovat ratkaisu. Kiitos. One minute. Kiitoksia ja seuraavaksi kavat siinä yksi minuutti. Kiitos puhemies. Palot Australiassa ovat painajainen. Tulee mieleen kysymys, mitä me voisimme tehdä, mitä me voimme tehdä eurooppalaisina. Selvää on, että solidaarisuutemme kyllä kohdistuu myös Australiaan, mutta ei solidarisuus riitä. Meidän on katsottava, miten kauppa- ja taloussuhteemme ja tässä johtavat ilmaston lämpenemisiin. Itse asiassa nyt jopa pääministeri Morrison on myöntänyt, että ilmastonmuutos on aiheuttanut tätä. EU haluaa nyt solmia vapaakauppasopimus Australian kanssa ja tämä sopimus johtaisi hiilidioksidipäästöjen päästöjen nousemiseen esimerkiksi lihantuotannon kautta. Ja lihahan kuljetetaan ympäri maailmaa, se aiheuttaa päästöjä, jotka lämmintä, lämmittävät ilmastoa. Kaikki tietävät, että meidän on lopetettava hiilen käyttö, mutta Australia Adanin kanssa yhdessä eurooppalaisten firmojen, kuten Siemensin kanssa, suunnittelee lisää hiilikaivoksia Nämä esimerkit osoittavat, että me tarvitsemme lopultakin EUn ulko- ja kauppapolitiikassa ilmastopoliittisen käänteen. Kiitos. Thank you very much now for... Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Bruna, yksi minuutti. Arvoisa puhemies, että Australian tuhoisat metsäpalot ovat vaatineet jo 28 ihmisen hengen. Irlannin verran metsää on tuhoutunut, miljoonat eläimet ovat kuolleet ja metsä vaatii 250 vuotta uusiutuakseen ja biodiversiteettituhot ovat lopullisia. On selvää, että ilmastonmuutos on tähän, tähän äh, vaikuttanut ja tässä myös äh, satoja tuhansia palomiehiä on, on osallistunut näihin, äh, näihin näihin metsäpaloihin ja sitten täällä on myös sytytetty tahallaan tuloja ja eurooppalaiset palomiehet on lähetetty Australiaan, mutta liian myöhään. Ja Australiassa pitää taistella näitä metsäpaloja vastaan, täytyy antaa Rescue-ohjelmasta tukea ja täytyy ottaa ennakoivat keinot käyttöön, jotta voidaan välttyä vastaavilta tuhoisilta paloilta tulevaisuudessa. Net Madame. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Pylittiä yksi minuutti. La presidente. Kiitoksia, puhemies. Tässä puhutaan nyt kaikkein suurimmasta metsäpalosta kautta aikojen. Miljoonat ihmiset ovat joutuneet lähtemään kodeistaan ja yli miljardi eläintä on kuollut. Ja jotkut katsovat, että tässä ei ole mitään ilmasto-ongelmaa. Australian katastrofin pitää olla hälytyskello meille kaikille. Tämä nyt osoittaa, mitä meillä on edessämme. Ja Vastuhenkilöt vastuussa tästä eivät ole olosuhteet tai huono tuuri. Ilmastonmuutoksen epäilijät hyötyvät saastuttavasta teollisuudesta. He haluavat kasvua enemmän kuin ilmast- ympäristön suojelua. Niin, kollegat. Australia tukehtuu ja palaa ja hallitus sitten hyötyy tästä rahallisesti, mutta me tiedämme millaisia järjestelyitä komissiolla on teidän kanssanne kun kyse on kansainvälisistä vapakauppasopimuksista, jotka edistävät luonnonvastaista toimintaa. Ja me äänestimme ilmastohätätilasta ja sitten seuraavan päivän avattiin ovet saastuttajille. Tämä on kaksinaamaista toimintaa. Ja tämä liberaali järjestelmä, jota te ihannoitte, on johtanut näihin katastrofeihin nyt ja tulevaisuudessa. Ja te uskotte sokeasti markkinoihin, mutta se ei koskaan tule teitä pelastamaan. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavaksi Pedicini yksi minuutti. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. Haluaisin todeta, että heti kun levitettiin tietoja tästä Australian tilanteesta, niin heti levitettiin tietoja myöskin siitä, että oli pidätetty ihmisiä, jotka olisivat näiden palojen takana. Ja tässä ei sitten nähdä yhteyttä näiden palojen ja ilmastonmuutoksen välillä. Mutta kyse ei ole siitä, mistä nämä valtavat pallot ovat lähteneet, vaan meidän täytyy katsoa, millä tavalla ne ovat päässeet leviämään. Meidän täytyy ymmärtää, että nämä asiat etenevät yhtäaikaisesti kaikkialla maailmassa. Ja kun tämä kaikki alkoi, niin maassa lämpötila oli lähes 50 astetta. Ja sehän on yksi suurimpia hiilen viejiä maailmaan ja tämähän on ilmastosopimusten vastaista. Ja ironia on nyt se, että ilmast- tämä lämpötila maassa on jo noussut puolitoista astetta ja tämä nyt osoittaa meille, mitä saattaa tulevaisuudessa tapahtua. Thank you very much now for... Kiitoksia. Ja seuraavaksi Evrian yksi minuutti. Merci, euh, Madame la Présidente. Kiitos arvoisa puhemies. 2020 on biodiversiteetin vuosi ja Australiassa raivoavat metsäpalot muistuttavat meitä siitä, että nyt on todella kiire toimia. Miljoona eläintä on hengenvaarassa tai kuollut. Ja täällä on paljon sellaisia lajeja, jotka ovat sukupuuton partaalla. Koalat ja kengurut ovat olleet uutiskuvissa, dramaattisissa uutiskuvissa, ja nämä osoittavat, että tuho on valtaisaa ja että tässä on ennennäkemättömällä tavalla tuhottu planeettamme biodiversiteettiä. Ja, ja kaikki resurssit, kaikki ihmisen toiminta, ilmastonmuutos ovat ovat me, ihmisten aiheuttamia ja me emme pysty suojelemaan maapalloa. Jos ajatellaan ilmastotavoitteita, niin kuinka paljon niistä on saavutettu? Ei juurikaan mitään. Mitään lupauksia ei ole noudatettu mitään ei ole konkreettisesti tehty. Nyt täytyy ryhtyä toisenlaisiin toimiin. Meidän täytyy Euroopassa ja komissiossa todellakin pitää huolta siitä, että biodiversiteetti säilytetään vuoteen 2030 mennessä. Ja nyt meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta seuraava YK ilmastokokous on sellainen, että siitä saadaan aikaan sitovia velvoitteita ja sitovia toimenpiteitä. Ei ole liian myöhäistä. Kiitoksia. Seuraavaksi Gyteland, puolitoista minuuttia. Tack, fru talman. Kiitos arvoisa puhemies. Nyt olemme uuden vuosikymmenen kynnyksellä ja olemme saaneet todella surullisia uutisia, hirvittäviä uutisia Australiasta. Ja metsäpalot ovat niin suuria, että niitä on Euroopassa vaikea kuvitella. Ne ovat suurempia kuin koko Tukholman lääni. Ei sellaista voi edes kuvitella ja samaan aikaan näemme, että mitään ei tapahdu ja meidän täytyy saada aikaan sellainen planeetta, jossa ihmiset ja eläimet voivat elää yhdessä. Ja Australiassa on todella kamala, kamalat seuraukset tulossa ja tulesta on paljon hyötyä, mutta tässä tilanteessa tuli on tuhonnut paljon ihmiselämää, eläimiä, omaisuutta. Ja meillä on käsillämme ilmastohätätila ja ilmastohätätila on juuri tällaista. Ilmaston hätätila on julistettu tässäkin talossa ja mitään ei tapahdu, vaikka tällaisia uutisia saamme kuulla. Me olemme vuosien ajan epäonnistuneet siinä, että saisimme aikaiseksi sitovia ja kunnianhimoisia ilmastotavoitteita. Nyt meidän täytyy ryhtyä toimiin, koska nämä ilmastotuhot ovat paljon suurempia kuin mitä politiikkomme ovat. Me, nyt on syytä ryhtyä kunnianhimoiseen ilmastopolitiikkaan. Ja nuoret vaativat meiltä juuri tätä. Meidän täytyy olla vastuullisia, meidän täytyy kunnioittaa äh, Pariisin äh, Pariisin ilmaston sopimusta ja minä puhuin ekaluokkalaiseni kanssa äh, Australian paloista ja hän kysyi minulta, että onko tämä sitten seuraus, kun ajamme liikaa autoilla esimerkiksi. Ja kyllä se vähän näin on, että kun me tuhoamme ympäristöä, niin sitten voi käydä näin. Meidän täytyy lasten huolet ja vaatimukset ottaa paremmin huomioon. Meidän täytyy harjoittaa paljon kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa. One minute, Mr. Tor. Kiitos, teen turvallisuuksi Tack, fru talman No kiitos arvoisa puhemies. Muutama sana Australian eukalyptuspuumetsistä. Me tiedämme, että biodiversiteettiä on tarkasteltu vähän erillisenä osiona. Ja Australiassa koko ketju perustuu eukalyptusmetsiin. Toisin sanoen Australian biodiversiteetti perustuu juuri eukalyptuspuihin. Eukalyptuspuut tarjoavat ympäristön linnuille, hyönteisille, liskoille, kaikenlaisille eliöille. Ja mitä erityistä eukalyptusmetsissä on? Kun ilmasto lämpenee, kun lämpötila Äh, nousee yli 40, niin silloin eukalyptusöljy nousee lehtien pinnalle. Ja se, se äh, vauhdittaa metsäpaloja. Ja tämän tiedämme Australiasta. Näin on tapahtunut jo aina Australiassa. Metsäpaloja on aina. Ja mitä Australiassa on tehty? Vain viisi prosenttia Australian energiasta tulee uusiutuvista lähteistä. Kaikki muu on fossiilista. Tämä on järkyttävää. Kiitos. One minute, Mr. Kiitos. Seuraavaksi Niinistö yksi minuutti. Madam President. Hyvä puhemies. Kauhistuttavat kuvat Australiasta osoittavat, että biodiversiteetin menetys ja ilmastonmuutos kulkevat käsikädessä. Tässä puhutaan tuhans, sadasta tuhansesta eläimestä ja ainutlaatuisesta luonnosta, biodiversiteettiä ja luontoa on tuhoutunut. Tuhon määrä on sellaista, e- että se osoittaa, että me emme ole olleet valmiita sopeutumaan, e- me olemme valmiita näkemään e- ilmastonmuutoksen tuhoja, jotka tulevat näkymään myös Euroopan. Meidän pitää myös Euroopassa pystyä puuttumaan metsäpaloihin paremmin, meidän pitää olla kunnanhimoisempia ilmastopolitiikassa ja myös huolehtia siitä, että Australiakin tekee osuutensa on tärkeää osoittaa Euroopasta solidaarisuutta australialaisille ja korostaa ennen kaikkea biodiversiteetin menetystä. Australian hallitus tarvitsee apuamme, mutta ilmastopolitiikassa eh, heitä pitää kyllä painostaa. Thank you now for one... Kiitoksia. Seuraavaksi Hakkarainen yksi minuutti. Arvoisa puhemies ydinkysymys on mikä on palon aiheuttaja? australian maastopalot eivät johdu väitetystä ilmastonmuutoksesta siellä kuten ympäri maapalloa on vuosittain kuivina kausina suuria maastopaloja. väittääkö joku että ilmastonmuutos on nostanut lämpötilaa niin että se itsestään sytyttää tulipaloja? näinkin hulluja väitteitä kuulee

ja fanaattinen uskonto. kiitoksia. Thank you very much. Now for... Kiitoksia. Seuraavaksi Haasikaup yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Koko maailma on järkyttynyt Australian metsäpaloista. Noin 10 miljoonaa hehtaaria on palanut ja yli miljardi eläintä, kuten koalat, kangarut, valapit ja kakadut, eivät pystyneet selviämään näistä valtavista tulimeristä. Ja tämä on valtava katastrofi ihmiselle, eläimille ja ympäristölle. Mutta kuinka monta katastrofia pitää kokea ennen kuin muutamme kurssia radikaalisti? Aust- Australian lämmön nyt puolitoista astetta ja meidän täytyy tehdä kaikemme, jotta voimme muuttaa tilannetta ja meidän täytyy aloittaa karja teollisuudesta. Metsien hakkuut ja liha, lihantuotanto ovat pahentaneet ilmastonmuutosta. Ja me kaikki olemme vastuussa planeettamme selviämisestä. Haarukka ja veitsi ovat tärkeimmät aseemme, kun torjumme ilmastonmuutosta ja autamme eläimiä. Meidän täytyy syödä vähemmän maitotuotteita ja lihaa, ja olen myöskin sitä mieltä, että maataloustuot pitäisi poistaa. Kiitos. Thank you very much now for one... Kiitoksia ja seuraavaksi Love, yksi minuutti. Thank you. Kiitos puhemies. Olen varma, että kaikki tässä parlamentissa yhdessä minun kanssa lähettävät rukouksia ja hyviä toivotuksia australialaisille, kun he yrittävät selviytyä tästä kansallisesta katastrofista. On kuitenkin pettymys, että ilmastonmuutosta pidetään pääsyynä näille metsäpaloille sekä tässä parlamentissa että niin sanottujen ilmasto asiantuntijoiden joukossa. Ilmastonmuutos muutosta, muutoksen uskotaan ilman minkälaisia lopullisia todisteita. Logiikka sanoo, että ilmastonmuutoksella on vähän tekemistä tämän katastrofin kanssa. Suuri väestön tiheys, poisheitetty tupakantumpit ja ja esimerkiksi nuotiot ja myös tuhopoltto ovat ennen kaikkea syynä tälle ongelmalle. Lisäksi kohdennettu hallittu kaskeaminen on, on kielletty ja sillä on tietyt seuraatensa. Tämän parlamentin pitäisi kiinnittää huomiota omiin päästöihin, jotka tulevat kolmesta parlamentin rakennuksesta. Pitäisi lopettaa tämä tämä kulttuuri, jossa sanotaan tehkää niin kuin minä sanon, ei niin kuin minä teen. Muuten kaikki me olemme tekopyhiä. Thank you very much. Kiitoksia. Hyväksyttekö sinisen kortin edustaja Kokkalikselta? Selvä. Kokkalis, olkaa hyvä. Puoli, puoli minuuttia. Thank you, Kiitoksia. Tämän aika mielenkiintoinen lähestymistapa eh, väestön tiheyteen ja tupakantupeihin, jotka voivat aiheuttaa paloja. Mitä mieltä olette siitä, että on ollut näitä äärimmäisiä lämpötiloja pitkän aikaa, joka on johtanut myöskin siihen, että kosteustaso on ollut hyvin alhainen ja se on luonut sitten olosuhteita yhä suuremmille metsäpaloille näistä tupakantumpeista huolimatta? No, minun näkemykseni on aika selkeä. Jos katsotaan historiaa, niin Australiassa on tuhansia vuosia ollut näitä metsäpaloja. And remind you that you have Niin muistuttaisin, että teillä on puoli minuuttia aikaa. President, uh... Niin, kiitos puhemies. Metsäpaloilla ei tällä kertaa ole mitään tekemistä kuivuuden tai kuumuuden kanssa, vaan metsäpaloja on Australiassa ollut tuhansia vuosia. Suurimmat palot sattuivat 1974-75. Silloin oli kuitenkin ollut paljon, paljon sateita sitä ennen ja tuli paljon aluskasvillisuutta ja se aiheutti sitten valtaisat metsäpallot. Eli ei saisi lopettaa aboriginaalien vanhoja perinteitä. He polttavat metsää säännöllisesti ja se on hyvä. Now the next speaker. Seuraavaksi Polchak, yksi minuutti paní předsedající austrálie nám nabízí skutečný obrázek zkázy. puhemies kun katsomme australiaa voimme nähdä todellisen katastrofin sen miltä näyttää kun näin laajat alueet tuhoutuvat metsäpaloissa kun on tällaisia kuumuusaaltoja ilmaston saasteet kanberssa olivat kaksikymmentäviisi kertaa korkeampia kuin sallittu raja. Miljardi eläintä on nyt kuollut jo näissä paloissa. Nämä ovat todellisia helvetillisiä skenaarioita, inferno suorastaan. Meidän pitää nyt osoittaa solidaarisuutemme se heille, jotka ovat menettäneet läheisiään ja kotejaan paloissa. Meidän pitää kuitenkin myös pyytää Australian hallitusta kantamaan vastuunsa, sillä tällä hetkellä Australian hallitus ei tee mitään hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Samalla siellä viedään hiile, hiiltä ulkomaille, joten tehkäämme yhdessä planeetasta terveemmän. Kiitos sitten Van Bremt, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, toisin kuin jotkut täällä parlamentissa, on nyt aivan selvää, että ilmaston lämpeneminen ja ilmastonmuutos vaikuttaa valtavasti metsäpaloihin, joita tosiaan on joka vuosi, mutta niistä on nyt tullut todellinen humanitaarinen kriisi ja ympäristökriisi. Ja on äärimmäisen tärkeää, että EU:ssa me kannamme vastuumme. Meillä on vihreän kehityksen sopimus ja meidän täytyy sitten katsoa, kuinka paljon maksaa talouden ja yhteiskunnan ylläpitäminen. Mutta me tarvitsemme tähän kumppaneita – ja me olemme nyt neuvottelemassa Australian kanssa kauppasopimuksesta ja meidän täytyy saada Australia nyt oikeille, oikeille raiteille. Ei voi käydä niin, että olisimme kauppa-asioissa kumppaneita ja he pääsisivät sitten meidän markkinoillemme, mutta sitten emme olisi kumppaneita ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ja se tarkoittaa, että tulevissa sopimuksissa, tämä koskee myöskin Australiaa, silloin täytyy ottaa sinne mukaan Pariisin sopimus ja sitten sitä voidaan käyttää pakottamiseen tulevaisuudessa. Esimerkiksi voidaan pyrkiä siihen, että luovutaan fossiilisista polttoaineista ja meidän täytyy nyt toivoa, että Australiakin alkuun alkaa luopua hiilestä. Kiitos. Thank you very much. Will... Kiitoksia. Hyväksyttekö sinisen kortin Valtilta? Kyllä. Selvä. Eli Balt, olkaa hyvä. Can you please stand up and you have 30 seconds. Voisitko nousta ylös ja teillä on puoli minuuttia aikaa. Pani poseu, no, zwracając się do pani po pani wypowiedzi, czy nie uważa... Kiitos puhemies. Haluaisin kommentoida sanomaanne. Oletteko sitä mieltä, että Euroopan unionin pitäisi tehdä jotakin enemmän, jos haluamme rajoittaa tuotantoa. Meillä on vihreitä sertifikaatteja, hyvä niin, mutta meillä on silti teollisuutta ja me yritämme vähentää CO2-päästöjä, mutta sitten samanaikaisesti me tuomme 10 miljoonaa tonnia terästä Brasiliasta Euroopan unioniin, jotta voimme vähentää päästöjä omissa terästehtaissamme. Tämäkin aiheuttaa CO2-päästöjä ilmakehään ja me tuomme tuotteita sellaisista maista, jotka eivät vähennä päästöjä. Kiitos, Van Brot, hyvä. Niin, kollega, tämä on asia, joka liittyy kauppapolitiikkaan. Mutta ei ole mitään järkeä siitä, että ainoastaan Euroopan markkinoilla ollaan ilmastoneutraaleja ja sitten hyväksymme markkinoillemme tuotteita kaikkialta maailmasta, jotka ovat aiheuttaneet paljon päästöjä eivätkä ole niin kunnianhimoisia kuin me ja siksi katson, että kauppapolitiikka pitää yhdistää myöskin ilmastopolitiikkaa ja meidän täytyy varmistaa, että samaan aikaan meistä tulee ilmastoneutraaleita, mutta myöskin samalla tuemme omaa teollisuuttamme. Thank you very much. Now for... Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Tussan, yksi minuutti. Merci, cher Kiitos. Amazonian ja Amazonin metsän jälkeen nyt Australiassa palaa 28 ihmistä on kuollut, miljoonia hehtaareja on palannut ja yli miljardi eläintä on kuollut. Tässä on täysin kiistämätön linkki ilmastonmuutoksen ja palojen välillä ja silti Scott Morrison konservatiivihallitus haluaa kieltää ilmastonmuutoksen. Hiili kattaa 70 prosenttia maan viennistä, joten hallitus puolustaa siellä fossiiliteollisuuttaan. Elämäntapa ja kulutusmallit eivät kunnioita luontoa. Jos jatketaan tätä kieltämistä, niin se on täysin rikollista meidän pitää todellakin rangaista ympäristörikoksista ja tämä pitää ottaa mukaan myös kauppasopimuksiin, vapaakauppasopimuksiin. Pitää siirtyä kulutuksen jälkeiseen aikakauteen. Ei pidä odottaa, että viimeinen palo syttyy ja viimeinen puu palaa ennen kuin toimimme. For one minute. Kiitoksia. Seuraavaksi Melää yksi minuutti. Merci, madame la présidente. Kiitos puhemies. Jos ajatellaan Australian metsäpalojen välittömiä seurauksia, tämän olen jo sanonut toisessa puheenvuorossani, ja nyt haluaisin sanoa, että mitä dramaattisia seurauksia keskipitkällä ja pitkällä tähtäimellä tästä on. Erityisesti biomassa vähenee, lisää kuivuutta, lisää kuumuutta ja kuivuus ja vesipula tulevat olemaan valtavia ongelmia Australiassa. Ja nämä ongelmat ovat kärjestyneet viime tai tänä kesänä Australiassa ja meidän täytyy ryhtyä nopeisiin konkreettisiin toimenpiteisiin ihan välittömästi. Ja sen takia halua, olisin halunnut muuttaa tämän keskustelun otsikkoa ja erityisesti tässä todellakin ottaa eurooppalaisetkin keinot käyttöön, että resk eu ohjelmaa voitaisiin käyttää australialaisten hyväksi. Tätä pyysin ja tärkeää on, että me nyt tällaisina aikoina tekisimme todellisia toimia ilmaston hyväksi, mutta mitään konkreettista ei ole saatu aikaan. Roland, please. Kiitos, Roland, yksi minuutti. Thank you, Madam President. Kiitos puhemies. Traagiset metsäpalot Australiassa on jälleen otettu ympäristöevankelistin panttivankiksi ja he sanovat, että kaikki luonnonkatastrofit liittyvät ilmastonmuutokseen. Ja tämä laiska tapa toimia yksinkertaistaa näitä metsäpaloja. Ja todellisuudessa tähän liittyvät ihmisen toiminta. Ihminen on sytyttänyt näitä paloja ja Vihreät ovat pakottaneet tekemään lakimuutoksia. Esimerkiksi nyt on rajoitettu metsien hakkuita. Ja ilmastonpelon lietsojat väittävät, että tämä on ollut Australian pahin kuivuuskausi, mutta se ei pidä paikkansa. 20- 30-luvuilla siellä oli pahempaa kuivuutta ja vielä kuumempaa. Eli meidän pitää nyt unohtaa se, että tämä johtuisi ilmastonmuutoksesta politiikka, jossa on noudatettu vihreää ideologiaa, on tässä syypäänä. Ja ei nyt enää pidä käyttää tätä tragediaa omien poliittisten ympäristötavoitteiden edistämiseen Thank you very much. Will you accept... to... Kiitoksia. Hyväksyttekö Jonsalta sinisen kortin? Selvä. Eli Jonsa, puoli minuuttia, olkaa hyvä. E, Kiitos puhemies. Minua kiinnostaisi näiden metsäpalojen syyt. Yksi näistä syistä on ilmaston lämpeneminen ja ilmastonmuutos, mutta olen kuullut, ja tähän kysymykseni liittyen olen myös kuullut, että siellä on lainsäädäntöä muutettu Australiassa. Osa metsäpalojen torjunnasta, sen vastuusta on siirretty paikallisviranomaisille – paikallisviranomaisten joukossa on paljon vihreitä poliitikkoja, jotka eivät halua, että heidän asioihinsa puututtaa, joten ehkä tämä tiedot voidaan vahvistaa. Kiitos. Nyt puoli minuuttia vastausaika. Quite right, in fact. Niin ystäväni on oikeassa. Tein hiukan tutkimusta viime viikolla ja se osoitti, että ympäristöloppi oli estänyt juuri sen, mistä kollega puhui. Eli siirryttäisiin aluetasolta kohti federaalitasoa. Ja sitten ympäristölobby on estänyt tällaisen kohtuullisen hakkuun. Se on kielletty, koska he uskovat, että siitä aiheutuu liikaa hiilidioksidipäästöjä, mutta sitten kun on tällaisia valtavia aloja, joilla on valtavasti hiilidioksidia, niin on tärkeää, että muistetaan toisiosuusperiaate, eli että paikallisviranomaiset pystyvät hoitamaan omia alueitaan. Now for one minute. Seuraavaksi Pereira, yksi minuutti. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, arvoisat kanssa eurooppalaiset. Australian tuhoisat metsäpalot ovat raivonneet Australiassa. Olemme surullisia, olemme kauhistuneita. Ihmishenkiä on menetetty, myös luonto, luonto on kärsinyt vakavasti, eläimiä on kuollut, useita koteja on tuhoutunut, laajat alueet ovat tuhoutuneet ja tämä Australian tragedia on johtanut siihen, että me tunnemme suurta solidaarisuutta Australiaa kohtaan. Me Portugalissa ymmärrämme tämän, koska meilläkin on ollut viime vuosina hyvin tuhoisia metsäpaloja. Ja tällaiset ääriilmiöt tapahtuvat entistä useammin, ne ovat entistä vakavampia ja seuraukset ovat entistä pahempia. Meidän täytyy päästä asioissa eteenpäin. Eurooppa on julistanut olevansa ensimmäinen ilmastoneutraali maan osa. Ja ja me emme voi nyt jättää tällaisia hätähuutoja huomiotta. Nuoret vaativat meiltä todellisia ilmastotekoja. Kaikkien kansalaisten, parlamenttien ja kaikkien maiden täytyy olla sitoutuneita ilmastotoimiin. Minä olen hyvin solidaarinen australialaisia kohtaan. Menet, Kiitoksia. Seuraavaksi Andrew Laakis, yksi minuutti. Kiitos. Ensimmäistä kertaa Australia ei nyt todellakaan ole kärsinyt metsäpalosta, niitä on ollut, mutta pitkä kuivuus mm, johtanut näihin paloihin. 28 ihmistä on kuollut ja valtava määrä luontoa ja eläimiä on tuhoutunut. Belgian ja Hollannin kokoinen alue on palannut. Australia, Brasilia ja Yhdysvallat – eivät halua panna täytäntöön Pariisin sopimusta, eivätkä antaa ilmastonmuutoksen torjunnalle rahoitusta, vaikuttaa siltä, että ilmaston lämmenestä ei pidetä ihmisten aiheuttamana. Tämä tästä voi johtaa, vetää sen johtopäätöksen, että meidän on vaadittava Pariisin sopimuksen noudattamista, sillä pitää antaa varoja, risk, EU-ohjelmaa voidaan käyttää myös ilmastonmuutoksen tuhojen, aiheuttamien tuhojen ää, lieventämiseen myös Euroopan ulkopuolella. Kiitos, seuraavaksi Brigmo, yksi minuutti. Merci, madame la présidente. Kiitoksia. Vuonna 1987 Minan Oil-bändi Australiassa menestyi kapaleellaan Beds Are Burning. Siinä puhuttiin ympäristökatastrofista ja tilanteen kiireellisyydestä. Nämä laulun sanat ovat nyt ikävä kyllä ajankohtaiset. Eli voimmeko tanssia, kun maailma pyörii, voimmeko nukkua, kun sänkymme palavat. Ja 30 vuotta myöhemmin australainen tilanne osoittaa, mikä maailmasta voi tulla, jos Pariisin sopimusta ei noudateta. Eli mikä rooli Euroopalla on tässä tänä vuonna meidän pitäisi solmia Australian kanssa vapaakauppasopimus, eli nyt on oikea hetki ottaa kestävä kehitys sitovaksi osaksi kummallakin osapuolella. Jos Australia ei ratifioi Pariisin sopimusta, niin meidän täytyy muistaa, että tämä saattaa johtaa sitten aboriginaalien oikeuksien toteutumattomuuteen. Ja nyt on oikea hetki komissille ja Hoganille näissä neuvotteluissa tehdä se, mistä on puhuttu vihreän kehityksen sopimuksessa, ja meidän täytyy toimia hyvin kunnianhimoisesti ympäristöpolitiikassa ja myöskin kauppapolitiikassa. Kiitos. One minute, miss. Kiitoksia. Sitten edustaja Spiraki, yksi minuutti. Kiitos arvoisa puhemies, arvoisa komission varapuheenjohtaja. Jos pyydettäisiin kolmella sanalla kuvailemaan Australian tragediaa, voitaisiin puhua ahneudesta, ylihyödyntämisestä ja toimettomuudesta. Kasvihuonekaasu päästöt ovat lisääntyneet 500 000 tonnilla viime aikoina ja Australia yhä vain sanoo, että ilmastonmuutos ei ole totta. Australia kieltää koko ilmastonmuutoksen ja ja 60 prosenttia maan energiasta tuotetaan hiilellä. Ja nämä ovat ihan ihmisen aiheuttamia asioita. Meillä on tietysti tiiviit siteet Australiaan EU:ssa ja kun puhutaan ilmastonmuutoksen torjunnasta, niin me tarvitsemme kaikkien maiden tukea. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä kaikkien maailman maiden kanssa toimialojen kanssa pitää huolta siitä, että Pariisin ilmastosopimus pannaan täytäntöön. Vihreä sopimus voisi olla tässä hyvä väline. Se täytyy ottaa osaksi taloudellisia sopimuksia. Meidän täytyy saada aikaan uudenlaista talouskasvua, joka ei tuhoa ympäristöä. Kiitos seuraavaksi Vais, yksi minuutti. Er Kiitos. Ne ihmiset, jotka pystyvät selättämään haasteet, ovat kaikista vahvimpia. Me, vahvimpia. me olemme nähneet tätä vahvuutta Australiassa. Tätä ennen näimme Amazonin metsäpalot, mutta tällaisia metsäpaloja voi sattua myös Euroopassa. Ja Euroopassa tietysti myös vaikuttaisi maatalouteen. Me olemme nähneet jäätikköjen sulamista. Me olemme nähneet kaiken tämän, joka aiheuttaa ajatella aita ajattelemisen aihetta. Meidän pitää poliitikkoina tuottaa tulosta, mutta meidän pitää myös poliitikkoina pystyä ylittämään epäröimisemme. Meidän pitää todellakin selättää nämä haasteet. Totta kai meidän pitää ryhtyä toimiin, mutta pitää eh, tuottaa myös heti tulosta, eli pitää ryhtyä johtajuuteen nuorille sukupolville pitää ennen kaikkea osoittaa, että olemme vastuuntuntoisia ja yhteistyöhaluisia ja että me olemme myös päättäväisiä, mitä tulee ilmastonmuutoksen. EPP-ryhmä parlamentissa haluaisi näinkin, näin juuri tehdä ja toivon, että muut ryhmät auttavat meitä. Thank you very much. Now we will... Kiitoksia. Nyt menettely ilman puhujalistaa. Ja kollegat, Muistakaa tämä yhden minuutin puheaika. Yhden minuutin jälkeen mikrofoni katkaistaan. Eli ensimmäiseksi Shoitruva, olkaa hyvä. Slova, ja kollegove. Kiitoksia, puhemies. Hyvät kollegat, tuhansien kansalaisten tavoin olen aika toivoton, kun näin, miten luontoa tuhoutuu ja miten eläimiä kuolee. Mutta koitan nähdä asian rationaalisesti. Tämän ilmastonmuutoksen seuraus, puhun tässä nyt tuolla kollegoilleni tuossa takana, niin äärimmäinen kuumuus ja äärimmäinen kuivuus eivät ole minkään vihreän ideologian seuraamusta. Jos näin olisi, niin silloin tietäisimme, mitä siellä voi tehdä. Mutta kyse on ilmastonmuutoksesta, joka johtuu se on johtanut äärimmäisiin lämpötiloihin ja ilmastonmuutoksiin ja siksi näitä paloja syttyy. Kansalaiset kysyvät, mitä teemme asialle ja haluaisin kiittää komission jäsentä Sefcovicia siitä, että hän on tarjonnut tukea Australian hallitukselle. Kansalaiset ovat olleet mukana lahjoittamassa rahaa ja he ovat keränneet varoja, mutta on myöskin kysytty, voisiko EU auttaa. Ja vastauksemme on vihreän kehityksen sopimus, ja uskon, että siitä on apua. Sitten Casares, yksi minuutti. Lamentar, gracias, presidenta. Kiitoksia, puhemies. Olemme erittäin pahoillamme siitä, mitä Australiassa on tapahtunut. Tilanne on tuhoisa. Ja tämä nyt osoittaa taas, miten ilmastonmuutos toimii. Tässä on tullut enemmän päästöjä nyt kuin Britanniasta vuoden aikana. Ja nyt meillä on vihreän kehityksen sopimus, johon liittyy myöskin metsästrategia. Meidän ei pidä tuoda australialaista puuta Eurooppaan. Portugalissa, Kreikassa, Galiciassa on eukalyptuspuita, jotka ovat hyvin samantyyppisiä kuin ne puut, jotka palavat Australiassa. kun on yli 30 astetta, niin alle 30 prosenttia kosteutta, niin silloin on todennäköistä, että metsäpaloja syttyy. Meidän täytyy nyt oppia tästä, mitä Australiassa on tapahtunut, ja meillä pitää olla ennalta ehkäisevä strategia, joka saadaan valmiiksi ennen kuin tämä ilmastonmuutos pahenee. For one minute. Kiitoksia sitten Knottekprotsin. Chair, dear colleagues. Kiitos puhemies, arvoisat kollegat. Kaikki ajattelemme Australian mm, metsäpaloja, kärsivät koalat ovat uutiskuvissa, tuhannet kansalaiset kärsivät. Haluaisin osoittaa tukeni Australian hallitukselle, rohkeille palomiehille ja Australian kansalaisille näinä vaikeina aikoina. Haluan kannustaa jäsenmaita auttamaan Australiaa rahoituksellisesti tai materiaalisesti, erityisesti tässä kamalassa tilanteessa. Ja Euroopan neuvoston puheenjohtaja on luvannut jäsenmaiden äänellä lähettää palomiehiä paikalle. Ja on hyvä, että avaruusvirasto ja Kopernikus kartoituspalvelu on myös luvannut auttaa apua, antaa apua ja se on auttanut metsäpalojen seurannassa paljon. Mrs. Jones. Kiitos sitten Choms, yksi minuutti. Thank you. Kiitos, hyvä komissaarisen kollegat. On todellakin osuvaa, että ensimmäinen keskustelu täysistunnossa parlamentissa vuonna 2020 2020 koskee ilmastonmuutosta, sillä tämä pitää olla viimeisinkin se vuosi, jolloin tunnustetaan tämä todellisuus. Nämä dramaattiset metsäpalot ovat esimakua tästä inhimillisestä ekologisesta katastrofista, joka on edessämme yli poliittisten rajojen, on tunnustettu, että todisteita on valtavasti sen puolesta, että tämä on ihmisten aiheuttama. Nämä palatsin ovat traagisia, mutta traagisempaa vielä on se, että australialaiset poliikat vain pistävät päänsä puskaan tai niin sanotusti hiilikaivokseen ja kieltävät todelliset syyt. Me sanomme australialaisille, että olemme solidaarisia eh, ja eh, suremme heidän kanssaan. Tuhannet australialaiset pyytävät ilmastotoimia hallitukselta ja me olemme solidaarisia. Ne eurooppalaiset, jotka haluavat unohtaa ilmastoasiat ja vain eh, solmia kauppasopimuksia, sanoisin, että miettikääpä uudelleen. Mrs. Daly, please. Kiitos, Daly. Yksi minuutti. um... Kiitoksia, puhemies. Se, mitä Australiassa nyt tapahtuu, on tietysti katastrofi, mutta siihen ei liity mitään luonnollista. Meidän täytyy nyt tunnustaa se, että nämä tuhoisat metsäpalot Australiassa liittyvät suoraan siihen, että ei ole toimittu riittävästi ja että konservatiivihallitus Australiassa on kiistänyt ilmastonmuutoksen. Paras tuki, jota voimme antaa australialaiselle, se on, että tunnustamme tämän ei ole mikään sattuma, että Australiassa tuetaan hiiltä, eikä ole mikään sattuma, että siellä edelleen tuetaan rahoituksellisesti hiiliteollisuutta. Sehän on suurin maakaasun viejä, ja tämä pitäisi olla hälytys meille kaikille. Meidän täytyy tehdä muutoksia, eikä meidän pidä kuunnella vain teollisuuden loppareita. Kiitoksia seuraavaksi one minute. Kiitoksia. Seuraavaksi Alavanos, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Ilmastonmuutos on vakavoittanut näitä tuhoisia paloja, jotka ovat johtaneet myös ihmishenkien menetykseen. On selvää, että meidän täytyy torjua ilmastonmuutosta ja ja ennaltaehkäistä vastaavia metsäpaloja tulevaisuudessa. Meidän täytyy pystyä pysäyttämään metsäpalot, muuten me joudumme entistä suurempiin ongelmiin. Hallitusten pitää toimia vastuullisesti ja suojella kansalaisiaan. Australia elää nyt tätä kamaluutta läpi, koska sillä ei ole hyviä suunnitelmia, sillä ei ole ennakointia, ei ole tarpeeksi palomiehiä ja palokalustoa ja RESC EU on, saman, on tällainen ennaltaehkäisymekanismi Euroopassa ja sen säännöt kyllä sallisivat sen, että voisimme tarjota apua Australiaan. Meidän tulee kaikin tavoin suojella ihmishenkiä tällaisissa katastrofitilanteissa. Meillä täytyy olla sellaiset toimenpiteet käytössä, jotka suojelevat meidän ihmisiämme. Kiitos, Raksi Bokovic. Tem, ki požar v Kiitos. Kaikki he, jotka kärsivät näistä metsäpaloista Australiassa, ansaitsevat myötätuntomme. Totta kai tämä on seurausta ilmastonmuutoksesta, eikä tämä tapahdu pelkästään Australiassa, vaan myös Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Kollegat mainitsivat jo metsäpalot Portugalissa ja Ruotsissa. Tärkeää on sopeutua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja lieventää sen vaikutuksia, mutta samalla meidän pitää muuttaa pelastuspalveluamme Euroopassa. Me olemme käsitelleet tätä ongelmaa Euroopassa ja joukot, pelastuspalvelujoukot voivat reagoida tällaisiin katastrofeihin hyvin, metsäpaloihin, tulviin ja muihin. Tärkeää on se, että me emme yksin taistele ilmastonmuutosta vastaan. Meidän me emme saa ilmastonmuutoksen torjumiseksi tuhota esimerkiksi eurooppalaista maataloutta. Se olisi väärä viesti. Mrs. Fajon. Kiitoksia seuraavaksi Fajon. Yksi minuutti. Kiitoksia. Te sanoitte, että EU on valmis auttamaan Australiaa tässä kriisissä. Ei kuitenkaan riitä se, että odottelemme, että meiltä pyydetään apua pääministerin suulla. Monet ihmiset ovat saaneet surmansa tässä kriisissä ja paljon ihmisiä, eläimiä ja koaloita on kuollut. Ja Euroopassa meillä on nyt aloite Australian auttamiseksi. Meidän täytyy myöskin tarjota pelastusyksiköitämme ja vetoamme nyt komissioon, jotta se suunnittelisi yhteistoimia. Meidän ei pidä nyt haaskata aikaa. Meidän pitää lähettää palomiehiä ja pelastusjoukkoja paikalle. Jos haluamme olla johtoasemassa ilmaston torjunnassa, ilmastonmuutoksessa, niin meidän täytyy muuttaa elintapojamme ja meidän täytyy kantaa vastuumme ja muuttaa tottumuksemme. Kiitos. Mrs. Woutmans. Kiitoksia ja seuraavaksi Wortmans. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Heti aluksi meidän täytyy osoittaa osanottomme Australialle. Ja meidän täytyy muistaa palomiehe, jotka yöt ja päivät pyrkivät sammuttamaan paloja. Se, mitä on tapahtunut, on kammottavaa ja tämä koskettaa meitä kaikkia tyttären sanoi tällä viikolla, että meidän täytyy adoptoida koala. Ja tämähän on kysymys koko Euroopalle. Meidän pitää tarjota kaikki apu, mitä pystymme tarjoamaan, satelliittikuvia, palomiehiä. Meidän pitää tehdä kaikkemme auttaaksamme Australiaa. Ja sitten nämä kriitikot, no heille täytyy tehdä selväksi, että tietysti ilmastonmuutoksella on tässä roolinsa. Meidän täytyy tehdä muutakin kuin tehdä ilmastosopimuksia tai noudattaa Pariisin sopimusta. Meidän täytyy varmistaa, että päätösasemat, joita tuetaan, ottavat huomioon myöskin nämä hätätilanteet ja meidän täytyy niissä toimia oikealla tavalla. Tämän olemme velkaa Australialle ja kaikille maailmassa. Kiitos. Thank you very much now for one... Kiitoksia. Seuraavaksi Wallace, yksi minuutti. Thanks very much, Madam President. Kiitos puhemies Ilmastonmuutos ei saa aikaan metsäpaloja, mutta se voi tehdä niistä paljon vakavampia. Äh, Australia on yksi maailman suurimmista hiilen tuottajista ja viejistä. Se vie hyvin paljon myös nesteytettyä maakaasua. Ja sen äh, hallitus antaa 29 miljardia dollaria tukea kaivannaisteollisuudelle IMFn mukaan. Kun Scott Morrisonilta kysyttiin, että minkä takia hän ei ole ryhtynyt ilmastotoimiin, niin hän vastasi, että me emme halua jarruttaa taloutta. Ja hän on siis sitä mieltä, että talous on tärkeämpi kuin planeettamme tulevaisuus. Eurooppa sanoo, että se ei tee kauppadiilejä sellaisten kanssa, jotka eivät noudata Pariisin sopimusta ja muita sopimuksia. Ja muistakaapa, mitä Australia sanoi Madridissa. Ja me emme saa tehdä mitään sopimuksia sellaisten maiden kanssa, jotka eivät noudata Pariisin sopimuksen velvoitteita. Kiitoksia. Raaksi Häischel, yksi minuutti. Vážená pani predsedajúca, Kiitos puhemies. Hyvä Euroopan komission varapuheenjohtaja. Todellakin tämä on aivan enneltä näkemätön metsäpalokatastrofi, mutta tällaista ei tapahdu ensimmäistä kertaa myös Amazonin alueella nähtiin samalla Sitä ennen nähtiin Siber, Siberian suuret metsäpalot. Tämä on aivan kuin maailmanlopun skenaario. On hyvä, että meillä on tämä Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, mutta meidän on saatava myös muut suuret tekijät puolellemme, amerikkalaiset, kiinalaiset, brasilialaiset ja australialaiset. Australiahan on demokraattinen valtio, meillä on eh, Australian kanssa kauppaneuvottelut käynnissä, joten meidän pitäisi käyttää diplomatiaa saadaksemme nämä kumppanit puolellemme. Me aiheutamme vain noin 8 tai 10 prosenttia hiilidioksidipäästöistä, joten e, ja jos e, nättidiplomatia ei toimi, niin sitten pitää käyttää voimakkaampia diplomatian keinoja. Näin pystymme auttamaan myös biodiversiteettiä. Meidän on painostettava Australiaa muuttamaan kantaansa. One minute. Kiitos lopuksi vielä Ward, yksi minuutti. The site of the Australian... Kun katsotaan näitä metsäpaloja Australiassa, niin me kaikki olemme nähneet ne kauhistuneina. Ja minäkin olin kauhistunut joulukuussa 2015, kun subtrooppinen Desmond myrsky aiheutti tulvia omalla alueellani Englannissa. Nämä ovat luonnonilmiöitä, mutta nämä mittasuhteet kertovat meille jotain, mitä emme voi jättää huomiota. Ilmastonmuutos on todellista ja se vaikuttaa ihmisiin kaikkialla. Kuten monet teistä muistan järkyttävän dokumentin, jossa jääkarhut olivat sulavilla jäälaatoilla. Ja sitten populistit ja äärioikeistolaiset, myöskin UKIPin jäsenet, ovat kiistäneet ilmaston lämpenemisen. Ja nyt kun UKIPista on tullut Brexit-puolue ja nyt ne liittyvät konservatiiveihin, meidän pitäisi olla huolissamme siitä, miten brittihallitus on sitoutunut ympäristökysymyksiin. Ja Katsokaa vähän tätä DSMUG-kampanjaryhmää. Se on tehnyt erinomaista tutkimusta näistä ilmastoskeptikko-verkostoista, jotka vaikuttavat konservatiiveihin. Ja Boris Johnsonilla on yhteyksiä rikkaisiin yksilöihin ja järjestöihin, jotka kiistävät ilmastonmuutoksen. Now I would like... Kiitoksia. Ja nyt sitten komission varapuheenjohtaja Sefcovic, olkaa hyvä. Very much, uh, madam. Kiitos puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Ja arvostan todella tätä tärkeää keskustelua. Tämä oli toki kovin dramaattinen sävyltään ja tämä oli todellinen dramaattinen alku tämän vuoden täysistuntokeskusteluille, mutta haluaisin kiittää teitä hyvästä keskustelusta. Tästä, tässä on saatu paljon uusia tietoja. Kuten sanoin keskustelun alussa, niin minä uskon, että Tämäkin keskustelu osoittaa, että me eurooppalaiset lähetämme vahvan tukemme ja solidaarisuuden osoituksemme australialaisille. Rouva Shoidrovahan tätä myös korosti. On tärkeää, että me Euroopassa olemme kaikki sitä mieltä, että me olemme valmiita auttamaan maata näin hirvittävässä tilanteessa. Samanaikaisesti monet teistä korostivat sitä tosiasiaa, että se mitä Euro- anteeksi, Australiassa tapahtuu, niin sen mittakaava on nimenomaan maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen seurausta. Tämä on seurausta ihmisten toimista ja meidän täytyy ryhtyä globaaleihin toimiin tällaisen ennalta ehkäisyksi. Edustajat Dalli, Bijou ja muut vaativat komissiota ryhtymään toimiin ja myös vaativat, että globaalit kumppanimme ovat tässä toiminnassa myös mukana, että yhdessä teemme vahvoja toimia maailmanlaajuisella tasolla. Meidän täytyy pitää huolta siitä, että Pariisin ilmastosopimusta pannaan täytäntöön yhtäläisesti kaikkialla maailmassa. Ja jos me ajattelemme, että miten me nyt voisimme saada aikaan tämän ilmastosiirtymän sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla, meidän täytyy osoittaa esimerkkiä, osoittaa, että CO2-päästöjä voidaan vähentää sosiaalisesti oikeudenmukaisella ja tasapuolisella tavalla. Ja tässä, jos ajatellaan, että muut maailman maat eivät ole tässä mukana, niin meidän täytyy sitten tarkastella, voitaisiinko uusia mekanismeja ottaa käyttöön, jolla voisimme kannustaa näitä maita ryhtymään ilmastotoimiin, jos vaikuttaa siltä, että tämänhetkiset toimet eivät riitä. Jos ajatellaan vaikkapa hiile, hiilisopeutusmekanismia ja muita mekanismeja, joita voitaisiin ottaa käyttöön, jotta muissakin maissa tuotettaisiin teollisuustuotteita yhtä puhtaasti kuin täällä Euroopassa. Ja tämä keskustelu osoittaa meille ja muistuttaa meitä siitä, että ei Euroopassakaan ole säästytty ilmastotuhoilta. Jos ajatellaan nyt viime vuosien dramaattisia uutisia, joita useat edustajat toivat puheenvuoroissaan esille, tuhoisat metsäpalot Portugalissa, Ruotsissa ja Kreikassa esimerkiksi. Tällaista on tapahtunut omallakin mantereellamme. Ja nyt täytyy muistaa, että me emme voi levätä laakereillamme. Meidän täytyy osoittaa, että me olemme entistä varautuneempia, entistä valppaampia. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voimme vahvistaa ja parantaa nykyistä metsäpaloja, ja metsien suojelustrategiaamme. Meidän täytyy pitää huolta siitä, että olemme hyvin tietoisia, valmistautuneita ja toimimme ennaltaehkäisevällä tavalla. Ja meidän täytyy ottaa käyttöön tarvittaessa lyhyen tähtäimen toimenpiteitä, mutta myös pitkän tähtäimen näkökulmasta tarkastella, miten voimme metsien hallintaa parantaa. Eurooppalainen sopeutusstrategia, joka hyväksyttiin jo 2013, niin sehän juuri va- vahvistaa meidän resilienssiämme ja että pystymme entistä paremmin ennaltaehkäisemään tällaisia tapahtumia tulevaisuudessa. Ja kaikki nämä toimenpiteet sitten kootaan yhteen uuteen ilmastostrategiaan, joka tulee olemaan tämän komission lippulaivastrategia. Ja minä uskon, että tämäkin talo antaa tälle Euroopan vihreälle sopimukselle täyden tukensa. Ja täällä eräs edustaja viittasi Kopernikusohjelmaan ja todellakin me tarjoamme Australialle tätä dataa, annamme kuvantamismahdollisuuksia ja välineistöä käyttöön. Ja nä- tätä teknologiaahan on käytetty metsäpalojen hallinnassa Kaliforniassa ja Australiassa. Ja tässä olemme nyt esimerkiksi kehittämässä varhaisen varoituksen järjestelmiä, esimerkiksi EUn metsäpalovaroitusjärjestelmiä, jotka ovat tärkeä esimerkki siitä, miten näitä voidaan ennakoida ja ennaltaehkäistä. Meidän täytyy vahvistaa kapasiteettiamme myös ja kaikin tavoin meidän täytyy tehdä enemmän. Edustajat Miller ja Kokkaalis olivat aivan oikeassa todetessaan muun muassa, että meidän täytyy yhdessä miettiä, miten voimme vielä parantaa toimintaamme, miten me voimme entistä paremmin varautua tällaisiin tuhoihin ja miten voimme välttyä tuhoisilta seurauksilta. Ja lopuksi haluaisin vielä sanoa, että paras vastaus tälle kriisille tällä hetkellä olisi mielestäni se, että toimimme hyvin fokusoidusti, hyvin määrätietoisesti viedessämme täytäntöön eurooppalaista vihreää sopimusta. Meidän täytyy kertoa muulle maailmalle, miten me tämän teemme. Me osaamme sen tehdä ja me olemme valmiita jakamaan kokemuksiamme. Ja tietysti kaikessa tässä toiminnassa luotamme Euroopan parlamentin jäsenten tukeen. Kiitos puhemies. Mr. Vice President. Kiitoksia varapuheenjohtaja. Eli tämä keskustelu päättyy ja siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Komission julkilausuma rajat ylittävä järjestäytynyt rikollisuus ja sen vaikutus vapaaseen liikkuvuuteen. Ja voitte esittää sinisen korttiin kysymyksiä ja pyytää puheenvuoroa myöskin menettelysilman puhujalistaa. Ja ohjeet ovat saatavilla täysistuntosalin ulkopuolella. Ja nyt puheenvuoron saa jälleen komission varapuheenjohtaja Sefcovic, olkaa hyvä. Kiitos paljon puhemies. Yhdestä vaikeasta aiheesta toiseen tässä mennään. Minä uskon kuitenkin, että tämä keskustelu on hyvin ajankohtainen, sillä järjestäytyneen rikollisuuden uhkaa Euroopan unionissa on ennätystasolla. Järjestäytynyt rikollisuus vaikuttaa Euroopan kansalaisten turvallisuuteen ja elämään, mutta myös talouteen ja julkisten instituutioiden intressin vuonna 2017 Euroopan unionin vakavan ja järjestetyn rikollisuuden uhkakuva-arvioissa todettiin, eli että yli 5000 järjestäytynyttä rikollisorganisaatio on tutkinnan alaisena vuoteen 2013 verrattuna määrä on lisääntynyt yli 50 prosenttia 100 miljardia euroa vuosittain näiden, näiden organisaatioiden voitoksi arvioidaan, mutta vain yksi prosentti näistä varoista voidaan takavarikoida. Me tarvitsemme välineitä, jotta voimme puuttua järjestäytyneiden rikollisjärjestöjen liiketoimintamalliin ja ennen kaikkea myös korruptioon. tämän parlamentin päätöslauselmassa käsiteltiin korruptiota ja järjestetyn rikollisuutta, vaadittiin sitä, että, e, että näihin eurooppalaisiin ongelmiin löytyisi eurooppalaisia vastauksia. Ja siksi on hyvä, että käymme juuri nyt tätä keskustelua. Vuonna 2008 EU otti käyttöön oikeudellisesti sitovan välineen, jo, e, jossa Jokaisen jäsenvaltion piti kriminalisoida osallistuminen tällaisiin järjestöihin, mutta tässä välineessä oli myös porsaanreikiä, harmonisoinnin puutte ja, ja tämä rikosnimike osallistuminen rikollisjärjestöön – Tämä tarkoittaa sitä, että osa jäsenvaltioista ei vieläkään ole kriminalisoinut pelkkää osallistumista rikollisjärjestöön, vaan siihen tarvitaan toista erityistä rikosnimikettä. Meidän tavoitteenamme on sulkea porsaanreijät olemassa olevasta lainsäädännöstä seuraava tutkimus järjestäytyneestä rikollisuudesta myös tästä aiheesta aloitetaan pian. Lisäksi rikollisten varojen jäljittäminen, sen pitäisi olla osa tätä työtä. Lainvalvontaviranomaisilla pitäisi olla pääsy näihin taloudellisiin tietoihin. Tästä saimme välineen voimaan viime vuoden lokakuussa. Lainvalvontaviranomaisilla pitäisi olla mahdollisuus myös tehdä tehokkaita rajat ylittäviä tutkintoja, tutkimuksia Tämä on tärkeää juuri järjestäytyneen rikollisuuden kohdalla, ja tätä pitäisi tulevaisuudessa entisestään vahvistaa. Olemme luoneet yhteispisteitä, rikollisten varojen jäädyttämistä ja takavarikointia varten kaikessa jäsenvaltiossa. Ja meillä on tästä olemassa lainsäädäntöä, joka yhdenmukaistaa sääntöjä Euroopan, joka puolella Eurooppaa uudet varojen jäädyttämis- ja takavarikointimääräykset tulevat tänä vuonna voimaan, niin ne täydentävät lainsäädäntöä, mutta meidän on tehtävä enemmän, jos rikollisista varoista pystytään takavarikoimaan vain prosentti, niin se ei riitä. Komissio on tehnyt raportin tästä varojen jäädyttämisdirektiivistä, jotta voitaisiin näitä toimia tehosta. Komissio on jo analysoinut ei tuomioon perustaava takavuorokointokehe. Tämä, tämä asiakirja esitettiin libe valikunnassa viime joulukuussa. Vuoden 2017 raportti myös osoitti, miten korruptio antaa mahdollisuudet rikollisuuteen. Vuoden 2019 puolivälin arviointi osoittaa, minkälaista muutosta on tapahtunut tämän rikollisuuden alalla EU:ssa. On tärkeää torjua korruptiota. Korruption torjuntakapasiteetti on tunnustettu yhdeksi pääaspekteista tässä komission tänä vuonna kehittämässä oikeusvaltioperiaatevalvonnassa. Työntekijöiden vapaa liikkuvuus kautta EUn ja komission lainsäädännön täytäntöpano luo myös synergioita. Näin voidaan Euroopan euro ja eurojustin kesken tehdä yhteistyötä järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa ja myös ihmiskaupan torjunnassa. Komissio täysin tukee Europolin lähestymistapaa, kun se torjuu rikollisjärjestöjä. Se ennen kaikkea näitä high value kohteita haluaa eliminoida – rikollisu, rikolliset, eh, rikosilta pitäisi saada myös poistettua rikollisuudella saadut varat. Tätä pitäisi täydentää tällä Euroopan unionin vakavaa järjestäntörikollisuutta koskevalla poliittisella syktillä. Mm, viimeisten Euroopan keskusten raporttien, humeiden käytön seurantakeskusten raportit osoittavat, että huumekriisi on historiallisen korkealla tasolla. Kokainin käyttö on aivan ennätyksellä tasolla ja osassa Eurooppaa synteettinen huumeen tuotanto on kasvussa. EUn nykyinen huumeiden torjuntastrategia on loppumassa, joten komissio uudistaa toimintaansa ja tehostaa sitä tässä uudessa tilanteessa. Itse asiassa vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden poliittinen sykli on muuttanut sitä, miten jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä ja torjuvat yhdessä rikollisuutta. Vuosille 2020-2021 on määritelty kymmenen prioriteettia. Kyberrikollisuus, huumeiden, huumekauppa, maahanmuuttajien salakuljetus, ihmiskauppa ja niin edelleen. Vuonna 2018 ihmiskauppa johti 1200 tutkintaan ja yli 600 uhria tunnistettiin. Muita esimerkkejä ovat esimerkiksi valmisteveropetokset. Olemme pystyneet estämään veropetoksia satojen miljoonien eurojen arvosta. Eli haasteet, nämä haasteet ovat valtavia ja kyse on todellakin eurooppalaisista ongelmista, eurooppalaisista haasteista, joihin on löydettävä yhteisiä vastauksia. Haluaisin kiittää siksi puhemiestä siitä, että tämä aihe on saatu täysistunnon esityslistalle. Me kuuntelemme mielenkiinnolla jäsenten mielipiteitä ja teemme tulevaisuudesta aiheen tiimoilta ehdotuksia. Kiitos. Kiitoksia varapuheenjohtaja. Ja sitten poliittiset ryhmät. Euroopan kansanpuolueesta kaksi minuuttia. Tobe, olkaa hyvä. Eh, fru talman, eh, kommissionär Sefcovic. Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari Sefcovic. Eh, väkivalta, joka liittyy järjestäytyneeseen rikollisuuteen, on vakava ongelma Euroopassa. Ja minun kotimaassani Ruotsissa tilanne on eskaloitunut. Viime vuonna 70 ihmistä ammuttiin kuoliaaksi, parisataa räjähdystä tapahtui ja esimerkiksi Malmössä äh, yksi nuori nainen ammuttiin ja hänellä oli samaan aikaan vauva sylissään. Nämä ovat olleet todella järkyttäviä ja tällaiset ampumavälikohtaukset ovat niin yleistyneet Ruotsissa, että tanskalaiset ovat joutuneet ottamaan rajatarkastukset uudelleen käyttöön. Tanska haluaa suojella omia kansalaisiaan ruotsalaisilta. Nyt ei voida kieltää ongelman olemassaoloa. Jengirikollisuus on todella vakava ongelma Ruotsissa. Meidän täytyy tehdä kaikkemme tämän kitkemiseksi sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla, jotta voimme lisätä kansalaisten turvallisuuden tunnetta Ruotsissa ja pitää huolta siitä, että vapaa liikkuvuus Ruotsin ja Tanskan välillä toimii myös tulevaisuudessa. On traagista, kuten esimerkiksi sosiaalidemokraatit ja muut eurooppalaiset puolueet ovat, ovat vähätelleet tätä ongelmaa. Meidän täytyy nyt todella tunnustaa, että vaikka tämä ongelma on erityisesti kohdistunut nyt Ruotsiin, niin se on kyllä ongelma kaikkialla Euroopassa. Ja minä haluaisin esittää komissiolle kolme ehdotusta lisää resursseja Europolille, pitää kiinnittää huomiota Ruotsin erityistilanteeseen ja kitkeä huumekauppaa. Ja tärkeää olisi, että rikolliset voidaan aina karkottaa maasta, vaikka he olisivat kyseisen maan kansalaisia, ja tietojenvaihtoa eurooppalaisten poliisiviranomaisten välillä pitää parantaa. Ja näillä keinoilla voisimme parantaa kansalaisten turvallisuutta Ruotsissa ja koko Euroopassa. Thank you very much. Now on behalf- Kiitoksia. Ja sitten SND-ryhmästä Puolitoista minuuttia, edustaja Fritson. Tack, fru talman, herr Kiitos arvoisa puhemies, arvoisa komissaari. Äh, järjestäytynyt rikollisuus Euroopassa ja koko maailmassa on tullut entistä laajemmaksi. Se ylittää kaiket mahdolliset rajat ja sen takia meillä täytyy olla rajat ylittäviä ratkaisuja. Me sosiaalidemokraatit otamme tämän viimeaikaisen kehityksen hyvin vakavasti. Meidän täytyy toimia yhdessä entistä tehokkaammin, jotta voimme torjua rikollisuutta ja rikollisuuden juurisyitä. Tilanne on erittäin vakava useissa Euroopan maissa. Monissa suurkaupungeissa rikollisuus rehottaa. Malmö on kaupunki, jonka tunnen oikein hyvin. Se on aivan fantastinen kaupunki, mutta se on myös sellainen kaupunki, jossa rikollisuutta ja väkivaltaa ampumavälikohtauksia on esiintynyt hyvin paljon. Ja olemme myös huomanneet, että Ruotsin hallituksen toimenpiteet eivät riitä. Viime, viimeisten poliisi tilastojen mukaan on huomattu, että kuitenkin jonkun verran ampumavälikohtaukset ovat vähentyneet ja ja viimeinen ampumavälikohtaus tapahtui Tukholmassa pääkaupungissa. Sen takia on tärkeää, että kaikki Euroopan kaupungit ovat tässä toiminnassa mukana. Kaikilla eurooppalaisilla on vastuu. Vaaditaan yhteistyötä, aivan kuten Ruotsi ja Tanska jo tekevätkin. Ja tarvitaan eurooppalaista yhteistyötä, poliisiviranomaisten välistä yhteistyötä, jotta voidaan vaihtaa tehokkaasti tietoja maiden välillä. Me sosiaalidemokraatit aina haluamme torjua järjestäytynyttä rikollisuutta. Meidän kansalaistemme täytyy pystyä elämään turvallisesti eurooppalaisissa suurkaupungeissa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Renew Europe, Karlsbro, kaksi minuuttia. Fru talman, herr kommissionär. Puhemies, hyvä komission jäsen, turvallisuus on vapautta kun me emme tunne oloamme eh, turvalliseksi, meidän todellisuutemme kutistuu. Ruotsissa eh, me surullisina olemme kuulleet järkyttävistä murhista viime vuosina ja ne liittyvät eh, lisääntyneeseen rikollisuuteen. Uhrien joukoissa on ollut myös raskaan olevia naisia. Heitä on ammuttu kadulla. Taattu turvallisuus on avain tekijä kaikissa jäsenvaltioissa. Rikokset pitää estää jo ennältä. Me olemme pitkään jo äh, aliarvioineet sitä, miten rikollisuus ja huumeet ovat levinneet äh, eri valtioihin. Näin ei pitäisi olla. Äh, liikkumisen vapauden pitäisi lisätä vapautta eikä lisätä rikollisuutta. Me tarvitsemme lisää yhteistyötä EU-Europol on liian heikko, sillä ei ole operatiivisia valtuuksia. Jos me suhtaudumme vakavasti tähän rajat ylittävään rikollisuuteen, meidän pitää lisätä EUn valtuuksia. Ja siitä syystä haluamme nähdä, että Europolista tulee Euroopan FBI niin, että se voi tehdä omia toimintojaan. Nyt me olemme lähteneet aloitteella tähän keskusteluun. Puhumme tärkeästä asiasta, mutta meidän täytyy eh, todella katsoa asiaa silmiin ja täytyy hakea ratkaisuja. Me tarvitsemme resursseja ja uusia yhteistyömuotoja. Ja minä toivon, että kaikki eh, prioriteetit Eh, otetaan huomioon ja kaikki ovat valmiita torjumaan rajat ylittävää rikollisuutta niin, ettei eh, tämä ole pelkkää sanahelinää. Kyseessä on ihmisten vapaus ja henki. Kiitoksia seuraavaksi vihreiden alle-ryhmän eh, puolesta Auken. Kiitokset, hyvä puhemies. Kiitos ähm, komission jäsen. Haluan hieman eri vinkkelistä tarkastella tätä aihetta. Tanskassa ja monissa maissa on keskitytty rajavalvontaan ja sitä saattaakin olla hyötyä. Mutta kannattaa muistaa, että tällöin puhutaan raskaista rakenteista. Tanskan ja Ruotsin raja äh, menettelyt eivät nykyisellään ole yhtä raskat kuin aikaisemmin, mutta silti tilanne on hankala. Myös Tanskan Saksan rajalla on ollut rajavalvontatoimia. Nyt on juhlavuosi. Se on hyvä asia. Olemme tyytyväisiä siitä, että tällainen yhteistyö rajavalvonnassa on saatu aikaan ja on voitu purkaa liian raskaita rakenteita rajavalvontaan liittyen. Halutaan vain antaa vaikutelma, että tietyillä toimilla vaikutetaan, vaikka varsinaisia merkityksiä ei olisikaan. ID-ryhmän puolesta edustaja Hakkarainen

Kiitoksia puhemies. Tanskan ähm, sosiaalidemokraattinen hallitus on äh, ottanut ähm, äh, käyttöön rajavalvonnan. Sitä huolista, ähm, äh, islamistijärjestöt ja järjestäytynyt rikollisuus. Sen jälkeen, kun Tanskan julkisia rakennuksia on pommitettu Ruotsin viranomaiset eivät ole äh, viemään äh, oikeuteen imaameja, jotka ovat olleet vastuussa. Meillä on raportoitu 239 äh, pommia ja viime yönä oli Tukholmassa ja Uppsalassa kummassakin yksi pommi. Ja nyt Ruotsissa pitäisi tietää, että Suomen, ruotsidemokraatin ajatus ollut se, että pommeista olisi tullut niin yleisiä kuin Meksikossa, mutta Ehm, ne ovat kuitenkin ehm, niin tärkeät, että niiden pitäisi olla otsikossa. Ruotsidemokraatit ovat ehm, noloissaan, kun saavat kuulla tanskalaisilta. Olemme katsoneet niin pitkään tanskalaisia siitä syyttäneet, että he ovat muukalaisvihamielisiä, mutta tästä pitäisi oppia, kun nähdään väestötilastot, huomataan, että ollaan menossa pieleen. Nyt pitäisi eh, katsoa, ettei eh, näperöidä näitä raportteja mitenkään ja ei eh, pitäisi suhtautua lievästi autopommeihin. Nyt pitäisi rangaista tällaista rikollisuutta – ja siivota ne radikaalit imaamit, jotka vihaavat Ruotsia. Tämä on väärä kuva Ruotsista. Pitää olla rehellinen, jos ei, niin pitäisi poistua. Kiitoksia. Yksi minuutti. Sitoutumattomat edustaja Dobne. 1992 johtajat olivat luomassa Maastrichtin sopimusta ja tällöin kirjattiin lakiin vapaa liikkuvuus. John Major petti oman väestömme liittyen kansanäänestykseen. 2004 Tony Blair sitten avasi rajat kymmenelle uulle jäsenmaalle, eikä tästäkään mitään kansanäänestä järjestetty. varsin eh, paljon eh, halpatyövoimaa on näin virrannut maahan ja näiden vanavedessä myöskin terroristeja ja rikollisia. Ja nyt sitten eh, sanottiin, että Brexit tuhoaisi EU. Ja sitten kun Angela Merkel levitti punaisen maton 2015 valtavat määrät pakolaisia tuli Eurooppaan edelleenkin eh, puhutaan eh, vapaasta liikkuvuudesta osana eh, Brexit-sopimusta. Minä sanoisin bye bye, ne ajat ovat takanapäin ja ohi. Kiitoksia, olen pahoillani. Teidän puheaikanne päättyi. Ja seuraavaksi yksi minuutti, edustaja Sarsa Lehos, olkaa hyvä. Puhemies, tämä, tämän illan aihe on erittäin vakava. Se on ainut tapaus, jossa nähdään, että tulee rajavalvontaa siitä syystä, että on vakavaa rajat ylittävää rikollisuutta. Tähän on ainoastaan yksi vastaus, rajat ylittävä yhteistyö. Ja kun kyse on järjestäytyneestä rikollisuudesta, terrorismista, niin me, nämä rajat eivät suojaa maitamme, vaan rikollisia. Tässä tarvitaan äh, vapautta kansalaisille eikä äh, rangaistamattomuutta äh, rikollisille. Meidän täytyy hyvin paljon tehokkaammin torjua rahanpesua ja ryhtyä oikeudellisiin toimiin, harmonisoida lainsäädäntöä ja myös luovutusta, samoin kuin vahvistaa EU-virastoja. Meidän täytyy laittaa meidän toimiamme myös kuntoon, eikä pelkästään puhua. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Schaldemose. Tack för Kiitos puhemies, komission jäsen. Kiitos paljon alustuspuheenvuorostanne. Annoitte erittäin hyvän yleiskatsauksen pääsevistä haasteista, joita kohtaamme, jos ajatellaan järjestäytyntä rikollisuutta Euroopassa, mutta puhuitte myös siitä, miten komissio mielestä pitäisi ratkaista nämä asiat, mitä pitäisi tehdä. Mitä tehdä enemmän, se on totta, koska se on tärkeää, että kansalaiset ovat turvassa – järjestäytynyt rikollisuus on haitallista. Kohtaamme useita haasteita ja EPP haluaa keskustella tästä niin kuin mekin. Emme pelkää keskustelua. Haasteita on Pohjois-Euroopassa ja muuallakin Euroopassa. Tänään haluaisin sanoa, että on mahdollista tehdä yhteistyötä valtioiden välillä. Sosiaalidemokraattinen hallitus Tanskassa ja hallitus Ruotsissa haluaa vetää yhtä köyttä Olemme perustaneet tällaisen keskuksen, joka on koordinoimassa toimintaamme Tanskan ja Ruotsin alueella. Koska on totta, että kohtaamme haasteita, mutta voimme saavuttaa tuloksia vain, jos teemme yhteistyötä. Joskus ehkä tarvitaan rajavalvontaa ja muita toimenpiteitä muina aikoina, mutta meidän pitää tehdä yhteistyötä, jos haluamme ratkaista ongelman, joka liittyy järjestäytyneen rikollisuuteen. Tämän takia Ruotsi ja Tanska tekevät yhteistyötä. Odotan innolla komission aloitteita aiheesta, jotta voimme lopultakin saavuttaa tuloksia Tanskassa, Ruotsissa ja koko Euroopassa. Thank you very much. Kiitoksia. Ja seuraavaksi minuutti edustaja Pagasartuntio. Kiitoksia puhemies. Komission jäsen Sefcovic, te sanoitte, että tällä vuosisadalla Euroopassa järjestäytynyt rikollisuus, korruptio ja eh, oikeusvaltioon kohdistuva eh, rikos on eh, paljon, hieno, pidemmälle vietyä ja rajat ylittävämpää kuin aikaisemmin. Siitä syystä meidän pitää vahvistaa oikeudellista yhteistyötä. Ja sanoitte myös, että on tärkeää, että yhdennetään myös määritelmiä. Se on tärkeää silloin, kun halutaan ottaa käyttöön myös eurooppalaiset pidätysmääräykset. Muussa tapauksessa sellaiset rikolliset, joilla on paljon varoja, pystyvät pakenemaan oikeutta ja he jäävät rankaisematta. Jotkut vakavista rikoksista vastuussa olevista leikkivät näillä porsanreillä ja he pakenevat, jotteivät joudu vastuuseen. Ja tällä tavoin vältetään myös yhteistyötä, kun yritetään saada aikaan rankaisemattomuutta nyt me toimimme aktiivisesti, jotta torjumme tätä ja me tuemme teitä täysin. Thank you. The next speaker. Kiitoksia ja seuraavaksi yksi minuutti. Edustaja Tomasic. Kiitos. 90 prosenttia laittomista maahanmuuttajista ovat olleet tekemisissä ihmiskauppiaiden kanssa. Ja heti ensimmäisestä päivästä lähtien on ihan selvää, että jos sallitaan laiton maahanmuutto, sallitaan myöskin ihmiskauppiaiden toiminta. Ja tähän kytköksissä on myöskin prostituutio ja huumekauppa ihmiset joutuvat tekemään epätoivoisia päätöksiä lähtiessään kohti parempaa elämää. Eurooppa ei saisi hyväksyä sitä, että ihmiset saattavat itsensä näin suureen vaaraan ja lähtevät liikkeelle, vaikka samalla tietävät rikkovansa lakia. Tämä vain tarjoaa uusia toimintamalleja ihmissalakuljettajille. Tarvitaan toisenlaisia menettelyjä. On katsottava, miten kohdata ihmiset, jotka haluavat Euroopan unionin tulla, e, millä tavalla toimia siten, että rajavalvontaa kunnioitetaan. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Hidvegi, yksi minuutti. Kiitos tämän puheenvuoron. Meidän pitää puhua tässä nyt siitä, että on paljon väkivaltaisia rikoksia Malmössä ja muissa suurkaupungeissa Ruotsissa – Tämä on sellaisen tason, että kansalaisten pitää elää jatkuvassa pelossa. Tämä on häpeällistä ja kauheaa. Lehdistö on, korrupto, on korruptoitunut ja vasemmisto eli yrittää peittää tämän alkuperän. Tiedämme kaikki, että vuodesta 2015 Ruotsiin on tullut eniten maahanmuuttajia väest- paikallisväestöön ja sen jälkeen ja räjähdysten ampumisten ja väkivallan määrä naisia kohtaan on kasvanut valtavasti. Mitä myöntää, että maahanmuuttajien lisääntyminen on johtanut katastrofiin Ruotsiin ja he eivät ole koteutuneet, On häpeällistä, miten Ruotsi ja EU yrittävät tehdä kaikkeensa pe- peitelläkseen näitä faktoja. Oikeusvaltio Oikeusvaltioperiaatteen ongelmat tosiasiassa on se, että kun valtio ei voi suojella omia kansalaisiaan enää ja kun lehdistö ei enää kerro to, totuutta, vaan kun se on vain diktatuurin väline. The next speaker for... Kiitoksia. Seuraavaksi kaksi minuuttia edustaja Fajon. Kiitoksia puhemies. Schengen-alue Eh, jossa ei ole sisärajoja. Sen pitäisi taata kaikille EUn asukkaille vapaa liikkumisoikeus. Tämä on yksi tärkeimpiä EUn integraatiosaavutuksia. Tämä eh, on myös identiteetti EUlle. Eh, tässä kyseessä on rauha, yhteistyö ja turvallisuus. Tässä tämä kokonaisuus joutuu testiin ja viimeisten neljän vuoden aikana kuusi jäsenvaltiota, jotka ovat Schengenissä mukana, ovat laajentaneet omaa rajavalvontaansa, vaikka siihen ei ole oikeusperustaa. Meidän pitäisi miettiä myös, miten tästä eteenpäin, vai olemmeko me jo Schengen-kauden lopussa – mitä pitäisi tehdä, jotta se voidaan käynnistää uudestaan? Meillä on tiettyjä toimenpiteitä, joita voidaan tehdä järjestäytynyt rikollisuutta vastaan, mutta meidän pitää torjua näitä ongelmia niin, että meillä on turvalliset ulkorajat ja torjumme myös ihmisten salakuljettajia – ja eh, haluamme, että asiat ratkaistaan jo lähtömaissa, jos ongelmia on. Ja eh, tärkeää on myös eh, oikeuslaitosten tiedonvaihto. Pitäisi myös lisätä luottamusta, keskinäistä luottamustamme. Meillä pitäisi olla selkeät säännöt niin, että kaikki voivat niitä käyttää. Meidän sisärajoillamme on tilanne, jota ei voinut aikaisemmin edes kuvitella. Eh, tietenkään ei voida kaikkia ongelmia poistaa, vaikka valvontaa harjoitettaisiin kaikilla rajoilla, mutta ongelmana tässä on nyt eh, hyvän tahdon puute. Eh, ja tämä on uusi haaste meille kaikille. Pitäisi mennä takaisin neuvottelupöytään. Kiitos. Seuraavaksi Edustaja Strugariu, yksi minuutti. Trebuie să fim onești cu mai multe lucruri. Meidän on myönnettävä pari seikkaa. Taistelu rajat ylittävää rikollisuutta vastaan on onnistunutta vain, jos tehdään yhteistyötä ja pidetään huoli siitä, että kansalliset ja Euroopan tason viranomaiset tekevät yhteistyötä ja luottavat toisiinsa. Jos Schengen-rajat suljetaan, eh, tällöin ei puututa syihin, vaan pelkästään eh, seurauksiin. Europolin roolia tulisi vahvistaa, jos halutaan puuttua ongelman syihin. Kannattaa muistaa, että eh, Schengen-sopimuksen kirjataan liikkumisen vapaus ja jatkossa se on mahdollista säilyttää vain, jos kansallisetkin viranomaiset toimivat niin kuin heiltä odotetaan. Ja toisaalta, jos toiminta myös lainsäädäntötyön osalta on riittävän johdonmukaista. on katsottava, minkälaisiin toimenpiteisiin on mentävä, e, e, jos halutaan, että toimenpiteet ovat riittäviä. On puututtava paremmin rajat ylittävään rikollisuuteen. Ei riitä se, että lähdetään siitä, että voidaan rajata liikkuvuutta ja siinä kaikki. Kiitoksia. Yksi minuutti. Edustaja Wallborn. <clears throat> Kiitos puhemies. Järjestäytynyt rikollisuus on nyt vakavimmista ongelmista Euroopasta. Valitettavasti Ruotsista on tullut varoittava esimerkki kaikille Malmöön alueen. Tilanne on nyt niin vakava, että Tanska on ottanut käyttöön taas raja tarkastukset. Tämä vaikuttaa moniin, mutta haluan keskittyä pieniin yritysomistajiin, jotka usein ovat erityisen haavoittuvaisia tämän tyyppiselle rikollisuudelle. Olen tavannut muun muassa rakennusyrittäjiä, jotka kärsivät näistä kansainvälisistä rikoksista joka viikko. Näin käy myös kaupanomistajille ja ravintolomistajille, jotka joutuvat rikollisuurien, rikollisten uhriksi. Tätä vastaan pitää taistella kovasti ja toivon, että EU voi auttaa, koska Ruotsin hallitus ei ole enää tilanteen tasalla. Pitää antaa lisää valtuuksia. Tulliviranomaisille pitää myös vahvistaa Euroopan toimintaa. Pitää varmistaa myös, että poliisiyhteistyö Euroopan tasolla on laajempaa vapaa liikkuvuus ei päde rikollisiin. Thank you very much. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Körner, yksi minuutti. Frau Präsidentin, liebe... Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Äh, rikokset ja ähm, niiden Äh, niihin liittyvät kysymykset äh, yleensä äh, jäävät rajojen sisälle, mutta järjestäytynyt rikollisuus ei rajoja kunnioita poliisien e, välinen yhteistyö ei ole riittävää, riittävän hyvin ei myöskään ole harmonisoitu menettelyjä. Ja tämä kaikki helpottaa Euroopan e, vihollisia e, siinä, että voivat käyttää väärin vapaata liikkuvuutta. Tarvitaan rohkeampia toimia ja kun poliisiyhteistyöstä ja oikeudellisesta yhteistyöstä puhutaan, tarvitaan vahvoja ratkaisuja kansalliset eh, eh, keskittymät, niistä on päästävä ulos. Tarvitsemme eurooppalaisen FBI-tyyppisen yhteisjärjestön, jotta saadaan aikaan todellista yhteistyötä. Ja meidän on suojattava eh, vapaita rajojamme Euroopassa siksi, että se on yksi tärkeimmistä eurooppalaisista vapauksista. Thank you very much. And... Kiitoksia. Ja nyt siirrymme äh, Catch the Eye-menettelyyn ilman puhujalistaa. Muistutan teitä siitä, että teillä on yksi minuutti puheaikaa. Äh, sitä pitää noudattaa, muuten keskeytän. Äh, ensimmäiseksi edustaja Bogovic. Kiitoksia puhemies. Kiitos puheenvuorosta. Rajat ylittävä rikollisuus kehittyy rikolliset eivät tunnusta rajoja ja siitä syystä meidän pitäisi käyttää tervettä järkeä keskinäistä yhteistyötä vastauksena. Järjestäytynyttä rikollisuutta on moni, monessa muodossa. Huumeet, prostituutio ja kaikki nämä rikollisuuden muodot kehittyvät. Meillä on vastassamme Tanskan raja. Siellä yritetään torjua äh, rikollisuutta, mutta meidän pitäisi ottaa äh, huomioon kaikki ongelmat, joita äh, rajoilla syntyy. Niitä pitäisi tutkia, pitäisi selvittää myös syyt ja juuret. Ei niitä pidä maton alle lakaista, koska ne eivät ole omia ongelmia silloin menetetään ihmisten luottamus. Meidän pitäisi yrittää kehittää omissa yhteiskunnissamme näitä prosesseja ja tehdä yhteistyötä paremmin ja ottaa huomioon vapaa liikkuvuus. Edustaja Haisia seuraavaksi. Pana podpredseda Európskej komisie. Ja si myslím, že... Kiitos varapuhemies. Minusta on hyvä, että keskustellaan rikollisuuden torjumisesta ja että nyt voimme myös puhua sen tapauksista. Minä uskon, että on vain normaalia, että Tanskan hallitus on ottanut käyttöön taas tilapäisesti rajatarkastukset Schengen-rajalle. On hyvä rauhoittaa tilanne, mutta tällä ei ole pitkän aikavälin äh, näkymiä. Me Euroopan parlamentissa vastaamme kansalaisille. Meidän pitää pitää olla positiivista narratiivia Schengen-asioista ja tukea komissiota näissä asioissa, jotka Shevkovic mainitsi, eli pitää ponnistella entistäkin enemmän, jotta voidaan hyötyä enemmän Europolista ja parantaa yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Mutta meidän pitää myös ymmärtää yksittäisten hallitusten toimia, kuten Tanskassa esimerkiksi, eikä pitäisi käyttää sitä poliittisiin tarkoituksiin. Bilbao Barandika. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Bilbao Barandika. Kiitoksia puhemies. Tämä keskustelu muistuttaa meitä siitä, että tämä on tärkeä asia kaikille. Meidän pitää myös välttää, että tätä käytetään väärin tavoitteisiin. Pitää koordinoida, mutta kun puhutaan resursseista, pitää nekin ottaa huomioon Euroopassa me olemme nähneet, että miten voidaan turvallisuusjärjestöjä laittaa sivuun, koska ei ole riittävästi resursseja. Ja siitä syystä meidän pitäisi syventää koordinointia ja pitäisi myös kehittää tiedustelujärjestelmäämme. Näin voidaan käyttää myös tehokasta teknologiaa, mutta ei tässä pitäisi käyttää hyväksi tätä niin, että että voidaan kriminalisoida kaikki, jotka tulevat Eurooppaan. Se edistää vain vihapuhetta. Ja meillä pitää olla todellista yhteistyötä, jotta voidaan soveltaa lakia. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Vallas, yksi minuutti. President. Hyvä puhemies. Irlannissa nämä asiat eivät liity ihmisten tai pakolaisten vapaaseen liikkuvuuteen. Ne ovat ihan hyvässä roolissa Irlannissa. Pankkikriisi osoitti ikäänlais, tietynlaisen laillistetun laittomuuden pankkialalla. Ja nämä tällainen roskapankki siltä sitten viranomaiset sulkivat silmänsä kokonaan. Sitten kun puhutaan laittomuuksista ja järjestäytyneestä rikollisuudesta, usein puhutaan rikoksista. Mutta tilanne on kuitenkin sellainen, että tässä on onni, epäonnistuttu asian hoitamisessa, niin kuin on äh, seksin ostamisen äh, kysymyksen äh, menettelyssä myöskin. On outoa, että ei yhtenäistetä menettelyjä Euroopassa, sillä muutoin näissä asio- muutoin näissä asioissa ei päästä kunnolla eteenpäin. Kiitoksia. Edustaja Skokalari, yksi minuutti. Fru talman, vi har de senaste... Kiitos, rouva puhemies. Viimeiset kuukaudet on keskusteltu parlamentissa vakavista sattumuksista eri jäsenvaltioissa mukaan lukien Puolan tapaus, jossa on kriminalisoitu seksuaalikasvatus, sitten toimittaja on murhattu Maltaalla, siellä oli korruptiota, ja, mutta kun sitten yritetään puhua vakavisista ampumista ja tapauksista Ruotsissa, Malmössä, niin silloin sosiaalisesti tässä oikealla ovat estäneet sen. Voin tulkita tämän vain tarkoittamasta, että he häpeävät ja he yrittävät minimoida tämän ongelman. Minä vetoan komission, joka täällä tänään investoikaa turvallisuuteen Euroopassa ja Ruotsissa, koska Ruotsin hallitus ei ole enää tilanteen tasalla. Ruotsin poliisi tarvitsee apua Europolilta, tarvitaan enemmän yhteistyötä. En halua herätä taas siihen, että on ollut vakava pommitus, kuten tänä aamuna kotikaupungissa Tukholmassa oli, mutta myös Uppsalan kaupungissa oli tällainen tilanne on eskaloitunut, tarvitaan apua. Thank you very much. Next speak. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Grappini, yksi minuutti. Mulțumesc, doamna președintă, domnule comisar, stima... Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Tämä on tietenkin hyvin tärkeä aihe ja se kiinnostaa kansalaisia. Komission jäsen esitti hyvin huolestuttavan tilanteen. Meillä on 5000 rikos, rikollisryhmää ja määrä on noussut 50 prosentilla vuodesta 2013. Minkälaisia ratkaisuja meillä on? Europol on osoittanut, että korruptiokin on lisääntynyt. Meillä on rikollisuutta, prostituutiota, huumeita, asekauppaa ja Kyseessä ei ole ainoastaan yhteiskunta ja talous, vaan meillä on myös ampumisia kaupoissa ja yrityksissä, ravintoloissa. Tähän pitää löytää ratkaisu. Sanoitte, että aiotte analysoida tilannetta, mutta me tarvitsemme myös ehdotuksia. Minä en halua nimetä vain Ruotsia ja Tanskaa, mutta meitä kiinnostaa kyllä aivan konkreettiset tiedon vaihdot. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Manders, yksi minuutti. Dankjewel, voorzitter. Eh, de commissaris ook bedankt voor zijn bijdrage. Kiitos, komissaari. Kiitos, puhemies. On häpeä, että neuvoston puheenjohtajavaltiolle paikalla EU perustuu taloudellisen yhteistyöhön ja vapauteen. Liian usein nähdään, että ihmiset käyttävät väärin – vapauksia, Tämä päättää järjestäytyneeseen rikollisuuteen. 50 plus minun puolueeni on puolue, joka tukee paljon EUta. EU on olennainen kansalaisille Euroopassa, mutta tällä hetkellä kärsimme valtavasti järjestäytyneestä rikollisuudesta. Paljon rahaa on liikkeellä järjestäytyneessä rikollisuudessa, joten poliisi ei voi enää taistella sitä vastaan kunnolla, joten vetoisin toimielimiin eh, varmistamaan, että tulevaisuudessa järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa on paremmin mainittu perussopimuksissa. Tämä pitää olla EU-kompetenssia. Toissijaisuudesta johtuen tällä hetkellä jäsenvaltiot eivät hyväksy yhteistyön lisäämistä, mikä on huono asia meille kaikille. Meidän pitää korjata tilanne. Pitää varmistaa, että järjestetty rikollisuus ei enää luo niin paljon rahaa. Pitäisi käyttää kaikenlaisia välineitä tähän ja toivon, että toimielimet antavat ideoita, joita että voidaan viimeinkin kitkiä rikollisuus. One minute, Viimeinen puhuja, edustaja Littau, olkaa hyvä. If she is not present... Ellei hän ole paikalla, niin annan puheenvuoron heti komission jäsenellä, komission varapuheenjohtaja Lehkovisille. Kiitos puhemies. Ja kiitos kaikille edustajille tästä varsin tärkeästä keskustelusta. Ja todellakin esiin tuli hyvin se, kuinka suuri haaste tässä EUlla on, kun puhutaan tämän tyyppisistä rikoksista. Ja tämä on ilman muuta asia, joka on erittäin lähellä myöskin kansalaisiamme. Monet viittasitte konkreettisiin Malmön ja Köpenhaminan tilanteisiin. Ja todellakin Pohjoismaissa, mutta muutenkin yleisemminkin Euroopan alueella on voitu havaita, että järjestäytynyt rikollisuus on lisääntynyt rikollisuus on lisääntynyt ja monet järjestäytyneet rikollisryhmät toimivat myös EUn alueella nykyään ja tämä johtaa väkivallan tekoihin. Täällä Ruotsin osalta luvutkin mainittiin ja ne todella ovat sokeraavia. Ja voin vain sanoa, että Euroopan komissio on valmis käymään läpi kaikki mahdollisuudet sen suhteen, mitä komissio voisi tehdä ja varsinkin mitä eh, virastot Europol ja Eurojust voisivat tehdä auttaakseen Ruotsia ja muitakin Pohjoismaita tai mitä tahansa EU-maata, joka törmää näihin ongelmiin ja tarvitsee apua ja tukea. Monissa puheenvuoroissa kysyttiin, mitä voitaisiin tehdä ja miten tilannetta voisi parantaa. Jo alustuspuheenvuorossani nostin esiin muutamat keinot, joita komissio aikoo ehdottaa, mutta tärkein asia ehkä liittyy siihen, että tällaiset oikeudelliset aukot tulee sulkea. Pitää huoli siitä, että oikeutta ei sovelleta monin eri tavoin. Pitää huoli siitä, että poliisiviranomaiset tekevät todellista yhteistyötä paremmin. Ja näin mahdollistetaan se, että rajat kyllä suljetaan rikollisilta, mutta ei eh, muilta tavallisilta kansalaisilta. Ja tärkeää on käydä läpi kaikki ne mahdollisuudet, joiden myötä Europolia voidaan paremmin hyödyntää ja kuinka tavallaan sitten motivoida myöskin poliisit kansallisesti tekemään parempaa yhteistyötä. Tämä tulee olemaan ykkösprioriteettina komission ohjelmassa, eh, komission tulevassa työohjelmassa, jonka ihan lähiaikoina tulette tekin näkemään. Aiemmin puheenvuorossaan muun muassa viittasi väliaikaisiin rajavalvontatoimiin eh, Tanskan rajoilla. Haluaisin omalta osaltani todeta, että eh, jäsenmailla on oikeus ja mahdollisuus näin tehdä, jos turvallisuusuhat ovat riittävän suuret ja viimeisin äh, rajavalvontatoimien käyttöönotto sisärajoilla liittyi nimenomaan rajat ylittävään rikollisuuteen ja rikollisiin, jotka tulivat Ruotsin alueelta Tanskaan. Suhteellisuus on tärkeä tekijä ennen kuin näihin toimiin mennään. Schengen on erittäin tärkeä asia kansalaisia me ajatellen ja se edustaa ihan kovinta ydintä on symboli EUn integraatiosta. Ja on tehtävä kaikki mahdollinen, jotta voidaan estää ja tarttua näihin rikollisuuden syihin, jotta voidaan mahdollisimman pian luopua näistä väliaikaisista rajavalvontatoimista. Tässä todettiin, että koska kyseessä on yleiseurooppalainen ongelma, se tarvitsee myös eurooppalaisen ratkaisumallin ja kaikki toimijat on saatava tähän taisteluun mukaan. Ja tässä omalta osaltani haluaisin painottaa sitä, että komissio ilman muuta uskoo ja luottaa, että teiltä tulemme jatkossakin saamaan kaikin tarvitsemamme tuen. Kiitos. Kiitos komission jäsen. Keskustelu päättyy. Tästä aiheesta seuraava kohta on komission julkilausuma aiheesta yleislaturi mobiileja ja radiolaitteita varten. Tässä annan puheenvuoron heti takaisin komission jäsen Sefcovicille. Thank you very much, Madam President. Uh, I mean, this would be... Kiitoksia puhemies. Äh, tämä on äh, myös tärkeä aihe kansalaisille. Haluaisin kiittää tästä mahdollisuudesta selittää, mitä komissio tekee tällä hetkellä ajatellen yleislaturia. Ensin haluaisin painottaa sitä, että komissio on äh, tukenut äh, harmonisointia laturien osalta äh, mm, yleislaturikampanja oli komission aloite jo 2009 ja nyt täytyy painottaa sitä, että komission ponnistelujen ansiosta teollisuus on myös lähtenyt vapaaehtoisesti mukaan. Tässä Tämä on tullut tärkeäksi vasta äskettäin. Nyt kyse on kiertotaloudesta ja tuotepolitiikka on tässä tärkeä aloite, kun puhutaan Euroopan vihreästä vihreän kehityksen ohjelmasta, joka juuri hyväksyttiin. Niinpä haluaisin mainottaa sitä, että 2009 meillä oli yli, mm, yli 20 laaturiratkaisua ja nyt meillä on ainoastaan kolme mahdollisuutta. Vapaaehtoinen työ on tässä ollut tärkeää, kun on vähennetty markkinoiden sirpaloitumista ja tällä tavoin sillä on myös ympäristövaikutuksia. Pitäisi huomioida myös se, että elektroniikka romu on kaikista nopeimmin kasvava romu- ja jätelaji. Siitä syystä tämä on tärkeä. Ja nyt Komissio on äh, ponnistellut kovasti, jotta äh, vapaaehtoisesti sitouduttaisiin, äh, mutta vielä ei ole päästy lopullisiin tavoitteisiin. 2014 keskeytettiin vapaaehtoinen sopimus ja teollisuus on ottanut käyttöön, käyttöön kaksi uutta teknologiaa, NSPC ja langaton teknologia. Ja nyt kun teknologia on muuttunut, on huomattu, että äh, tämä vapaaehtoinen lähestymistapa oli kaikista paras tapa päästä äh, tavoitteisiin äh, niin, ei häiritä innovaatiota. Nyt on tärkeää myös täyttää seuraavat tavoitteet. Kuluttajan mukavuus, turvallisuus, yhteentoimivuus ja elektroniikkaromun vähentäminen – mutta yhteisymmärrys pöytäkirja maaliskuulta 2018 ei täyttänyt odotuksiamme. Teollisuus edelleenkin lähtee erillisratkaisuihin sen sijaan, että otettaisiin käyttöön yleislaturi. Siitä syystä kuluttajan mukavuus ja elektroniikkaromun vähentäminen ei äh, saavuttaa tavoitettaan. Ja tämä pätee myös muihin mobiililaitteisiin. Yhä enemmän käytetään resursseja ja tämä lisää päästöjä, ilmasto- ja ympäristöhaittoja. Siitä syystä komissio on ottanut käyttöön muita vaihtoehtoja, jotka pian julkaistaankin. Yksi niistä on delegoitu säädös, joka liittyy radiolaitedirektiiviin. Me, eh, kyseessä olisi yleislaturi, eh, joka ei välttämättä ole optimaalinen ratkaisu. Eh, tämä tarkoittaa sitä, että yksittäiset ratkaisut, joita on 20 prosenttia markkinoilla, poistettaisiin jotta saadaan aikaan merkittävä vähennystä elektroniikkaromussa ja kasvihuonekaasupäästöissä. Pitää saada ottaa käyttöön myös lisää toimenpiteitä. Ja se liittyy siihen, että myydään esimerkiksi älypuhelimia ilman latureita. Ja tässä me katsomme erilaisia vaihtoehtoja, jotka ovat sekä säädös- että säädösten ulkopuolisia toimenpiteitä tässä tämä koskee nimenomaan älypuhelimia ja miten se vaikuttaa ympäristönormeihin ja teknisiin kysymyksiin. Tämän lisäksi innovaatio ja yhteentoimivuus ovat avainasemassa. Nyt kun meillä on uusia laturiratkaisuja, se on erittäin tervetullut ratkaisu, jos se on yhteinen ja yleinen myös teknologia pitää vahvistaa, vaikka eh, kyseessä olisi edellinen teknologia. Myös komissio eh, pitäisi olla aktiivinen, jos eh, älypuhelimia voidaan myydä ilman latureita. Se olisi erittäin hyvä ratkaisu ja se tarkoittaisi sitä, että kuluttajat, kuluttajien tietoisuutta lisättäisiin kampanjoin ja tällä tavoin saataisiin myös alempia hintoja laitteilla. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, siinä puhutaan myös teollisuuden siirtymästä ja kestävästä mallista. Me olemme sitoutuneet siihen, että meillä on puhdas kiertotalous ja myös tuotesuunnittelu liittyy tähän ja eh, se, miten käytetään materiaalia. Siitä syystä komissio on sitoutunut seuraaviin vaiheisiin niin, että yleislaturi toteutuisi kaikille kansalaisille. Annamme tästä teille tietoa myös. Kiitos. Kiitos komission jäsen. Nyt EPPn eh, e puolesta Tunent Hohenstein kaksi minuuttia. Ehkä vielä nopea kommentti. Huomasitte jo, että kello tikittää tässä vaiheessa lähtien taaksepäin alaspäin eikä enää ylöspäin. Eli kun on tuo luku punaisella, niin silloin pitäisi lopettaa puheenvuoro tai ehkä jo olla lopettanut. Kiitos. President. Oh. Kiitos puhemies. Kollegat, tietysti IMKO-valiokunnan kollegat, komission jäsen, kyllä. Moni meistä on puhunut yli kymmenen vuotta sen puolesta, että saisin ratkaisu tähän hyvin yksinkertaiseen ongelmaan kaapeleiden ja latureiden määrä, jota heitetään pois joka vuosi, on aivan liian iso. Sitä ei voida hyväksyä. Tarvitaan edelleen neljä eri laturia eh, digikameralle, älypuhelimelle, e-kirjalukijoille. Ihmiset vaihtavat älypuhelintaan keskimäärin kahden vuoden välein, joten kahden vuoden välein kansalaisten on pakko ostaa uusi laturi, kun he ostavat uuden laitteen. Ja tämä silloinkin, kun kaikki laturit edelleen toimivat, nämä vanhat laturit. Tämä luo jätteitä ja sillä lähetetään hukkaan luonnonresursseja ja me hukumme sähkölaiteromun valtameren 50 miljoonaa tonnia luodaan globaalisti vuosittain keskimäärin yli 6 kilogrammaa per henkilö. Euroopassa tämä on jopa 16 kilogrammaa per henkilö tuo romun määrä, eikä voida jatkaa tällä tiellä komission jäsen. Vapaaehtoinen sopimus ei riitä. Olen samaa mieltä. Tarvitaan kolme konkreettista toimenpidettä. Ensinnäkin komission pitää osoittaa johtajuutta. Tekniikan alijättäjät eivät saa näitä normeja enää sanella. Jos digitaalinen suvereniteetti tarkoittaa jotakin todellakin tälle uudelle komissiolle, niin silloin tarvitaan ehdotus, jotta perustettaisiin normi yhteisestä yleislaturista, joka on langaton tai ei tulevina kuutena kuukautena. Toiseksi pitää pystyä käyttämään samaa yleislaturia eri laitteisiin. Näin ollen kuluttajan ei olisi pakko maksaa lisälatureista, kun ostaa uusia laitteita. Ja kolmanneksi komission pitäisi ehdottaa laatustandardeja EU-jätteen käsittelylle ja auttaa jäsenvaltioita pääsemään tavoitteisiin jätteen osalta. Komission jäsen Tämä laturi on hyvin pieni, mutta aihe on valtava ja erittäin tärkeä ympäristölle ja eurooppalaisille kansalaisille. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi SDn puolesta Charles de Mose minuutti. Tack för det. Herr Kommissär, jag er Kiitos. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen edellisessä puheenvuorossani ylistin teitä, mutta niin ei käy nyt. Ei oikein passaa, että komissio ei ole löytänyt hyvää ratkaisumallia tähän ongelmaan. Tarvittaisiin yksi toimiva yleislaturi eri laitteisiin. Asia on ollut esillä jo vuosia ja nyt on löydettävä ratkaisun mahdollisimman, ratkaisu mahdollisimman nopeasti. Jos nyt tällaiseen asiaan ei ratkaisua löydy, niin kuinka voimme kuvitella, että kiertotalous käytännössä voisi toimia kunnolla? Tarvitaan ratkaisu, joka hyödyttää kuluttajia ja ympäristöä yhtä lailla. Tässä on yritetty vapaaehtoisuuteen pohjaista tapahtuvia järjestelyjä, mutta valitettavasti ne eivät toimi. Lähestymistavan on oltava hieman toisenlainen. Tarvitaan sitovaa lainsäädäntöesitystä ja sen myötä tämä asia on ratkaistava. Eli kaikille mobiililaitteille yleislaturi. Työ. Kiitos sitten Schreinemacher, kaksi minuuttia. Dank u wel, eh, commissaris, collega's. Kiitoksia komission jäsen Minä olen miettinyt, että mitä EU tekee meille. Ja vastaus ähm, on varmasti, että äh, luodaan omat markkinat, mutta Euroopan ähm, etu näkyy esimerkiksi tällaisissa asioissa, kuten tämä yleislaturi, joka toimisi kaikissa äh, älypuhelimissa, kameroissa, tableteissa. Tämä vähentäisi jätettä ja helpottaisi elämää. Ja tähän mennessä on tarvittu laturi joka laitteeseen, oma laturinsa. Ja tämä asia on ollut käsittelyssä nyt jo kymmenen vuotta. Nyt on aika tehdä jotakin. Jotkut Jotkut eh, tuottajat sanovat, että ei näitä voi eh, sekoittaa keskenään, mutta eh, jotkut tuottajat ovat edistyneet ja olemme siirtyneet 30 laturista kolmeen. Tämä on jo hyvä, mutta vielä pitää edetä. Tässä tarvitaan rohkaisua. Se ei kuitenkaan välttämättä riitä. Niinpä meidän on siirryttävä vapaaehtoisesta toimenpiteistä lainsäädäntöön, koska vapaaehtoisuus ei ole toiminut. Meidän olisi ähm, myös annettava äh, lisäsysäys kehitykseen. Erittäin hyvä äh, kuluttajille saadaan vähennettyä jätettä. Kiitos. Next speaker. Kiitos. Seuraavaksi vihreiden puolesta edustaja Kormo, minuutti. Monsieur le commissaire, komission jäsen, kollegat, kuulemisessa marraskuussa valittelimme sitä, ettei olla edistytty kohti yleislaturia. Vaadimme nopeita toimia komissio, kuitenkin va- vaikutusarvioista vain puhe, joka olisi pitänyt jo julkaista. Nyt on ollut radiohiljaisuus. Mistä syystä? No tämä tutkimus on ollut valmis lokakuusta lähtien ja se esiteltiin jopa asuntoryhmälle joulukuussa, mutta edelleenkään siihen ei ole muilla pääsyä. Kymmenen vuotta on jo kulunut sitä kun komissio vain luottaa siihen, että ala on hyvän tahtoinen, mutta tuloksia ei ole ja lobbarit hierovat käsiään. Tämä nyt riittää. Ei voida hyväksyä jos ajatellaan kansalaisia, että toimenpide, jonka me voidaan torjua tätä ö, saastumista ja, ja, ja tätä vanhentumista vastaan – on blokattuna. Tämä riittää. Vaadimme, että komissio esittelee pikimmiten delegoidun säädöksen sopimusmäärin tai sitten tarvitaan lainsäädäntöaloite tähän. Puhutaan Green New Dealista, mutta nyt on aika pitää nämä yksinkertaiset lupaukset. Tämä lupas tehtiin kymmenen vuotta sitten, että olisi yleislaturi. Kiitos IDn puolesta Joron minuutti. Monsieur le commissaire, Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat, yleislaturi puhelimelle ja tableteille. Siitä on jo puhuttu kymmenen vuotta Brysselissä. Kansalaiset eivät ymmärrä tällaista keskustelua. Komissio, komission olisi pitänyt ratkaista kysymys jo. Minä olen ylittä, yrittänyt antaa viestiä jo vuodesta 2009 ja nyt on haluttu todellakin tämä yleislaturi, mutta tässä on liian aikaisin onniteltu itseään. Edelleenkään yleislaturi ei ole mahdollinen. Komissio usein haluaa rajoittaa silloin, kun puhutaan eläkejärjestelmistä, mutta tällaisissa asioissa se on hyödytön tai epäaktiivinen. Me emme voi tällaista sivuuttaa enää, koska me näemme, että lobbaukseen käytetään kaksi, todella paljon äh, miljoonia. Ja me olemme nähneet, miten Nokia on toiminut ja on sitten sallittu, että Microsoft osti Nokian. Ja äh, tämä johti kuitenkin siihen, että saatiin äh, valtavasti työttömiä. Kiitos. ECRn puolesta Mojdanovska, minuutti. Dziękuję bardzo. 10 <clears throat> lat e, tak błahego... Kiitos puhemies. Kymmenen vuotta on kulunut ja kuitenkin kyseessä näin tärkeä aihe, kun kansalaisia ajatellaan. Yleislaturi helpottaisi huomattavasti ihmisten arkielämää ja toisaalta näin tulisivat huomioiduksi myöskin kuluttajien toiveet paremmin. Nykyään asiakas joutuu aina uuden laiteostoksen yhteydessä ostamaan myöskin uuden laturin. Eli jos asetusta muutettaisiin, tilanne paranisi kuluttajan kannalta katsottuna, mutta ilman muuta se mahdollistaisi myöskin sen, että elektroniikkajätettä ei syntyisi niin valtavia määriä kuin mikä nyt on tilanne, kymmeniä tuhansia tonneja vuosittain. Tietysti tilanne on huolella analysoitava. Yhteen toimivuus on asia, jota ei tässä yhteydessä saa unohtaa. Ilman muuta on toimittava siten, että kuluttaja hyötyisi ratkaisuista. Joka tapauksessa jos tähän mennään, olisi myöskin katsottava, eh, miten eh, tilanne kehittyy, kun langattomat eh, laturit ovat tulleet kuvan mukaan. Eli tämä mahdollistettaisiin tällaisten modernien järjestelyjen kehittäminen. Tiedän, että minuutti on aivan lyhyt aika, sanotaan, otan sanotaan järkevää, mutta pyydän, ette te kostaisi sitä tulkeille, he eivät pysy perässä. Seuraavaksi Guen puolesta edustaja Konechna puolitoista minuuttia. Eh- Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Meillä on kotonamme näitä latureita valtavasti, niitä vanhoja latureita, joita ei käytetä. Ja jokaisella valmistajalla on oma mallinsa, oli aikaisemmin, ja tämä on erittäin ikävää, koska tämä vaikuttaa kielteisesti myös ympäristöön. 2014 lähtien on sovittu, että Euroopan markkinoilla näissä puhelimissa pitäisi olla yhteinen laturi. Ja nyt ei kuitenkaan direktiiviä saatu käyttöön. Komissio on ollut tässä passiivinen. En tiedä, käykö niin, että Apple suuttuu tässä ja tulee jonkinlainen tullisota, mutta tästä on sovittu, mutta komissio, Junckerin äh, komissio äh, ei onnistunut, mutta nyt uusi komissio, äh, aikooko se saada aikaan kattavan ympäristöpolitiikan kansalaisille. Minä toivon henkilökohtaisesti, että se ottaa käyttöön sen, mitä kansalaiset ovat jo vaatineet pitkään Mm, niin muussa tapauksessa EU eh, e joutuu yritysten käsiin. Eh, nyt täytyy osoittaa ja toimia. Eh, ja komission pitää toimia. Kiitos. Kiitos. Sitten Manders minuutti. Kiitos, puhemies. On loistava uutinen, että puhutaan nyt yleislaturista. Vuonna 2009 jätin tarkistuksen Envivaliokunnassa vuonna 2009. Silloin oli trilogit ja parlamenttineuvosto ja komissiosta sopivat. Kymmenen vuotta myöhemmin edelleenkään emme ole saaneet yleislaturia markkinoilla. On hyvä, että ihmiset sanovat, että se auttaa vähentämään jätteiden määrää, mutta mikä on minusta suuri pettymys on se, että emme viittaa siihen, että eurooppalaiset ovat riippuvaisia älypuhelimista kansalaiset tarvitsevat sitä turvallisuuteen, sosiaalisiin kontakteihin ja muuhun. Ja minusta on valitettavaa, ettei kukaan puhu tästä. Olen ajanut Hollannista Strasbourgin tänään, ajoin Ardennien läpi Etelä-Belgiassa ja näin näitä puhelinkoppeja siinä matkan varrella. Ajatelkaapa vaikka, jos akku loppuisi, niin voitaisiin käyttää sitä, mutta puhelin ovat tärkeä turvallisuusasia ihmisen nykyään. Yli 50-vuotiaat puoltavat kovasti sitä, että olisi tällainen yleislaturi kännyköihin. Ja vetoammekin komission, että se varmistaa sen, että saadaan sellainen pian, jotta kaikki voivat käyttää näitä puhelimia. Adios. Kiitos. Seuraavaksi Agius Saliba minuutti. Different chargers for mobile phones eri laitteissa eri laturit on tietysti liiketoimi ja tuotot valtavat. Tuotetaan eri eh, puhelinmalleille omat laturinsa ja monesti sitten uusimpille malleille eh, hitaammat, mutta sitten lisähintaan saa tällaisen nopeamman laturin tällä kaikella on huomattavat haittavaikutukset ympäristöä ajatellen. Eh, vuosittain kymmeniä tuhansia tonneja jätettä, laturijätettä. Ei tämä ole hyvä asia ympäristölle, eikä se ole hyvä myöskään asiakkaille, jotka joutuvat ostamaan turhaan ylimääräisiä latureita ja sitten kotona jo lojuvat jäävät käyttämättä. Nyt vuosikymmen on vierähtänyt eh, ja tilanne nyt osoittaa sen, että enää asiaa ei voi kiertää, vaan tarvitaan yhteinen eurooppalainen yleislaturi. Nyt tällainen tilaisuus on olemassa. Komission tulee ryhtyä toimiin välittömästi. Kiitos. Sitten Sharantsova minuutti. Thank uh, Kiitoksia puhemies, äh, varapuheenjohtaja, äh, delegoidut säädökset. Äh, siinä vaadittiin yhteisiä standardeja, kun puhutaan kaapeleista ja latureista. Nyt ei onnistuttu saamaan tuloksia vapaaehtoisella menettelyllä ja on nyt nämä uudet järjestelmät ovat voimassa vasta kun ne hyväksytään koko markkinoilla. Paras ratkaisu ei itse asiassa ole yleislaturi, vaan se, että myydään erikseen puhelimet ja laturit, eikä niitä myytäisi yhdessä. Niinpä kuluttajien ei olisi pakko ostaa tätä laturia, jota he eivät välttämättä tarvitse tai halua. Näin kuluttajat saavat varmasti paremman kaupan, eli meidän täytyy leikata tällä tavoin jätettä ja toimitaan silloin, kun voidaan. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi edustaja De Sutter, minuutti. Arvoisa puhemies, komission jäsen Kuka muu tuntee tämän ongelman? Ja niin että tässä vuosien mittaan meille kaikille on kasaantunut eri kännykälatureita. Tämä ei johdu pelkästään siitä, että olemme vaihtaneet merkistä toiseen. Usein tulee useampia malleja myös samasta brändistä eri laturin myötä. Mikä lopputuksena oli 51 000 tonnia niin sanottua e-jätettä vuosittain komission arvion mukaan. Ympäristö ei hyödy tästä ollenkaan kun laturi unohtuu jonnekin, niin vain joku, jolla on sama kännykkä, voi auttaa tässä, joten kuluttajakaan ei hyödy tästä. Vain ala toimijat, jotkut yritykset enemmän kuin toiset, kuten kaikki tiedämme, koska suurin osa alan toimijoista on myös kohti usb tä, mutta jotkin jääräpäät luokkahuoneessa kieltäytyvät tästä edelleenkin. Emme voi antaa yksityisten etujen jyrätä planeetan etuja se, mikä on hyväksi kuluttajille, on tässä kohtaa sama, hyvä, mikä on hyväksi ympäristölle. Meidän pitää nyt tarttua tähän tilaisuuteen. Lopuksi komission jäsen pyydän, antakaa kestävää ratkaisuehdotus mahdollisimman pian. Olemme jo me hukanneet paljon aikaa. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Schwab, minuutti. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Ensin hyvät uutiset. Täällä on yksi pistorasia, johon passaavat kaikki nämä härveilit ja laturit, joita tässä äskeinen puhuja esitteli. Eli kyllä tässä yksi edistysaskel on jo tapahtunut. Yhtenäinen standardi mobiililaitteiden osalta mahdollisti alhaisemmat hinnat, eli standardointi vaikuttaa myönteisesti hintoihin ja tämä on syytä pitää mielessä. jos nyt halutaan yleislaturi menettely mennä, niin kannattaa muistaa, että elämme kuitenkin markkinataloudessa ja innovaatiota tarvitaan. Mutta ne yritykset, jotka edelleen tiukasti pitävät kiinni omista latureistaan, nythän näiden määrä on jo 33 pudonnut, eli kyllä vaikutteet ovat olleet myönteiset, niin näiden yritysten varmasti on aina vain parempia perusteluja esitettävä sille, miksi he haluavat jatkossakin käyttää omia laturimalleja. Kiitos sitten edustaja Borsan minuutti. Svatko od nas ima nekoliko punjača koje nikada ne Kiitos puhemies. Meillä kaikilla on useita vanhoja latureita, joita ei edes käytetä. Uusia tulee sitten laatikoihin joka vuosi 51 000 tonnia tällaista jätettä kertyy EU-hun. Nyt ei ole saatu tuloksia vielä ja EU kasvaa edelleen ja meidän pitää saada yleislaturi kaikille pienlaitteille. Nyt on arvioitu, että tällä tavoin kuluttajat säästäisivät puoli miljardia tulevina vuosina. Tämä on vain pieni askel kohti kestävämpää kulutusta. Yli 80 prosenttia kansalaisista on joutunut vaihtamaan puhelimensa syistä, joiden takia olisi ollut helppo lähteä muihin ratkaisuihin. Ja nyt komission on todellakin aika osoittaa, että kansalaisen edut tulevat etusijalle. Kiitos sitten edustaja Carvalho, minuutti. Rouva puhemies, komission jäsen. Yleislaturi kysymys on äärimmäisen tärkeä, ei vain kuluttajien vuoksi, kun heidän on pakko ostaa paljon eri latureita, eri laitteita varten, mutta se on myös tärkeää ympäristön vuoksi. Ja ottaen huomioon valtava e jätteen määrä, joka on täysin turhaa ja joka arvioidaan olevan noin 50 000 tonnia vuosittain. Euroopan parlamentti on monta kertaa korostanut tarvetta yleislaturille – komission aloitteet, johtavat vapaaehtoisopimukseen tuottajille eivät ole johtaneet tyydyttäviin tuloksiin. Tarvitaan poliittista tahtoa, jotta voidaan ratkaista tämä ongelma, joka vaatii sitovaa lainsäädäntöä, jossa on spesifit tavoitteet koko sisämarkkinoille. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Gebhardt, minuutti. Kiitos puhemies. Kun kuuntelin äskeistä puheenvuoron hyvä komission jäsen, niin joudun pudistelemaan päätäni, sillä se mitä äsken esititte on asia, eh, jonka kuulin jo 10-11 vuotta sitten. Mitä on tapahtunut? Ei yhtään mitään. Kollegat toteavat, että meillä olisi kolme erilaista akkua nykyisellään. Kun menen kauppaan, niin kyllähän niitä on paljon enemmän. Sillä ei tässä puhuta pelkästään kännyköistä, vaan mukaan tulevat myös tabletit, eh, pienet kamerat, eli laaja kirjo erilaisia äh, laitteita, joilla on sitten omat laturinsa. Ja todellakin tarvittaisiin yhtenäistä menettelyä näille ja yritysten eh, eh, oma velvoitteinen toiminta, eh, se ei todellakaan johda mihinkään. Sen ovat nämä kuluneet 11 vuotta osoittaneet. Komissio, tässä tarvitaan toimia, todellisia toimia, ei itsesääntelyä. Ja parlamentti todellakin haluaisi nähdä, että jotain tulee tapahtumaan. Kiitos. Sitten edustaja Thoth, minuutti. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, yleislaturin käyttöönotto on ollut esityslistalla jo yli kymmenen vuotta ja mitään tuloksia ei ole vielä saatu aikaan. Olen tyytyväinen, että asiasta keskustellaan kuitenkin eh, vuoden ensimmäisessä täysistunnossa. Tämä eh, liittyy sekä kuluttajiin että ympäristöön ja heidän etuihinsa. Kuluttajien eh, kulut nousevat, eh, jos ei ole yleislaturia kaikkiin puhelimiin ja kameroihin, tabletteihin. Eh, pitäisi kuluttajan pystyä päättämään, haluaako uuden laturin eh, silloin, kun ostaa uuden laitteen. Tämän, tähän pystytään vasta sitten, kun ei ole mukana aina laturia laitetta ostaessa. Tässä täytyy miettiä myös ympäristönäkökulmaa. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Arias Echeveri ja minuutti. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. 51 000 äh, tonnia äh, elektroniikkaromua, joka liittyy nimenomaan puhelimiin. Äh, tällä on seurauksensa ympäristössä. Nyt kun meillä ei ole yleislaturia, se johtaa ongelmiin. Kansalaisten pitää kuljettaa matkoillaan useita erilaisia latureita. Nyt komissio pitäisi esittää lainsäädäntöaloitteita, jotka vähentävät näitä monimuotoisia laturien kirjoja nyt yli kymmenen vuotta on haettu yleislaturia ja vieläkään emme ole saaneet sellaista aikaan. Meidän pitää yksinkertaistaa, meidän pitää myös helpottaa kansalaisten yritysten elämää, kun hyväksytään yleislaturi. Se on tärkeää myös PK-yrityksille. Näin saamme myös yksinkertaisempaa lainsäädäntöä. Kyse on myös siitä, että saamme vähemmän latureita. Ja nyt uusi komissio, jossa sen, sille tärkeää on äh, vihreän kehityksen ohjelma, silloin yleislaturi äh, lähentää äh, nyt EU-ta kansalaisiinkin. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Stefanec, minuutti. Kiitos, rouva puhemies, kollegat se, että otettaisiin käyttöön yleislaturi, voisi olla esimerkiksi sitä, miten EU voisi auttaa parantamaan kansalaisten elämää. Me kaikki olemme olleet tilanteessa, jossa emme voineet ladata laitettamme, koska meillä ei ollut sopivaa laturia käytettävissä. Ja aikaisemmin tämä oli vieläkin hankalampaa, koska laturit vaihtelivat valmistajasta ja mallista toiseen. Tämä aiheutti hankaluuksia. Sen lisäksi tämä on luonut tonneittain turhaa jätettä. Useimmat valmistajat ovat osoittaneet, että heillä ei ole mitään ongelmia mukautua micro USB-standardien käyttävät sitä lähes kaikkiin laitteisiin, mutta edelleen on joitakin vahvoja toimijoita, jotka vastustavat sitä, vaikkakin ei ole mitään teknisiä esteitä selvästi tällä. Se, että olisi yhteinen yleislaturi, voisi olla esimerkiksi siitä sääntelystä, joka ei rajoita, vaan edistää vapaata liikkuvuutta – muun muassa. Se lisää myös turvallisuutta ja säästää resursseja, sen takia tarvitaan sitten pian kuin mahdollista. Kiitos. And... Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Del Castillo Vera, minuutti. Yes, uh, thank you very much. Uh, Kiitoksia, uh, hyvä komission jäsen, uh, puhemies. Me olemme kaikki samaa mieltä, komission jäsen jo sanoikin, me saisimme miljoonien etuja kuluttajille, olisi myönteinen ympäristövaikutus ja tämän lisäksi hyötyjä myös ajatellen sisämarkkinoita ja lisää kilpailukykyä yrityksille, pk-yrityksille ja suuryrityksille. Minkä tähden mitään ei tapahdu? Minkä tähden kymmenen vuotta on tässä mennyt jo, me olemme poistaneet roamingin, me olemme tehneet päätöksiä, jotka liittyvät Mm, blokkaukseen ja muita päätöksiä myös, mutta tämä on maaginen vuosi. On paljon asioita, joiden pitäisi tapahtua 2020, jotta todellakin saisimme aikaan vastauksen näihin lupauksiimme. On tärkeää, että saadaan aikaan yleislaturi ja se on todellisuutta 2020. Pistäkää se tapahtumaan. Kiitoksia. Herzlichen Dank. Kiitos paljon. Nyt mennyt ilman puhujalistaa. Seitsemän pyyntöä on tullut. Kyllä hyväksynne. Kaikki, mutta toimii vain, jos pitäydytte minuutin puheessa. Eli nyt pidän tarkkaan kiinni minuutista. Sitten sulin mikin ensinnäkin edustaja Tomts. Kiitos puhemies. Keskustelu yleislatureiden käyttöönotosta osoittaa sen, että voimme tehdä paljonkin kansalaisia ajatellen, mutta tähän kaikkeen on nyt vierähtänyt jo yli kymmenen vuotta ja on ihan ymmärrettävää, jos meitä nyt syytetään tehottomuudesta ja saamattomuudesta ja siitä, että monikansalliset yritykset sanelevat sen, miten edetään. Tulisi ymmärtää, että meidän tulisi ajatella asioita kansalaisten kannalta. Jos yli 50 000 tonnia sähköromua syntyy vuosittain, niin selvää on, että mm, jos päästäisiin yleislatureiden käyttöön, tilanne ilman muuta paranisi myös ympäristöhaittoja ajatellen. Toivottavasti tässä aloitteesta aloitteessa päästään vihdoinkin eteenpäin ja saadaan aikaan konkreettisia tuloksia. Maldonado Lopez. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. Täällä usein puhutaan siitä, että me emme anna ratkaisuja kansalaisille välittömästi. Meidän pitää, me toimimme siis myöhässä. Se on ihan totta. Tämä direktiivi 2014, joka perustuu vapaaehtoisuuteen. Se ei ole johtanut tavoitteeseen. Ei ole normaalia, että 2020 tämä yksi haaste on vielä edessämme Tämä on yksi niistä aiheista, joita pitää käsitellä seuraavalla kaudella. On aivan totta, että eh, monet kollegat, eh, kun minä, meillä on paljon vanhoja latureita. Eh, se on hyvin tärkeää myös mm, antaa nuorille hyvää esimerkkiä, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta Just, ei voida jatkaa näin, että joka, ne, jokaisen laitteen ostossa tulee myös laturi mukana. Me me tarvitsemme yleislaturin, jota voidaan käyttää kaikkiin laitteisiin. Niin siis Kiitos. Sitten edustaja Botas. Kiitos puhemies. Kannattaa muistaa, että standardointihankkeessa on kuitenkin yksi askel jo tehty ja tältä osin tilanne on parempi kuluttajakin ajatellen. Tärkeää olisi kuitenkin saada kaikki mobiililaitteiden akut standardoitua. Ja tärkeää olisi, että seuraavat vaiheet hoidettaisiin mahdollisimman nopeasti, jotta kansalaiset hyötyisivät tästä kaikesta mahdollisimman pian. Meidän pitää pitää mielessämme tavoitteet koko ajan ja se, että vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti meidän tulisi edetä. Teknologian äh, ja teknologisen kehityksen tulisi pitää koko ajan mielessä myöskin ympäristö, seikat ja hiilijalanjälki. Ja tämä tulee muistaa tässä akkukäsittelyssä, mutta myöskin muiden laitteiden yhteydessä. Kiitos. Edustaja Ferreira. Kiitos puhemies. Ongelma eivät ole vain nämä laturit, mobiililaitteille useita tuotteita käytetään, jotka eivät ole sopivia muiden merkistä tuotteiden kanssa. Sen takia on tämä suunniteltu vanheneminen myös näissä tuotteissa ja teknologiassa. Ja tämä epäyhteensopivuuden hinta ja suunniteltu vanhenemisen kustannus koituu kuluttajan kukkarolle ja ympäristöstä kärsii myös, joten ympäristön suojelustrategia pitää ottaa huomioon tämä ongelmat johdonmukaisesti. Tarvitaan sääntöjä, jotka sallivat sen, että kun ostetaan ja korvataan komponentit ja palaset, niitä voidaan välittää samalla myös ohjelmistoja, tarvitaan vähimmäistakuita toiminnalle. Onko komissio valmis pohtimaan näitä? Yes. Edustaja Leita Omarkesh senhor presidente, Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Varmasti olette saanut kuulla, että täällä on konsensus vallalla asiassa. Meitä huolestuttaa eh, tämä viivästys. Tämä on hyvin tärkeä asia kuluttajille, aivan kuten roaming oli aikaisemmin. Eh, tämä on asia, joka vaikuttaa ihmisten jokapäiväiseen elämään. Meillä on tässä edessämme haasteita, digitaalinen siirtymä samoin kuin ympäristösiirtymä. Nämä on mainittu tänään ja siitä syystä emme enää voi odottaa tätä komission aloitetta, joka olisi hyödyksi sekä kuluttajille että ympäristölle. Nyt pitää saada aikaan toimenpide, eh, ehkä eh, asetus tai standardit tai molemmat. Eh, nyt hyvä komission jäsen, ei voi olla niin, että odotetaan vielä kymmenen vuotta yleisää laturia. Kiitos. Seuraavaksi Shoidrova. Ja kolegyně ja kolegové, navážu na to, co tady řekla předsedu komise, protože slyší zleva doprava. Kollegat, puhemies, komission kaikki olemme sitä mieltä, että olta odottaa kymmenen vuotta lisää ja kymmenen vuoden kuluttua puhua taas sitten yleislaturista. Uskon, että se mikä oli ongelma vuonna 2014 ei enää ole vain kuluttajaongelma, vaan pitää myös mainita jätteiden määrä. Tämä on turhaa jätettä. Jos haluamme ottaa vakavasti uuden vihreän ohjelman pitää sanoa selvästi, että tämä on hyvä innovaatio, hyvä vihreä innovaatio, jos on ihmisiä, jotka uskovat, että yleislaturi voisi vähentää innovaation määrää, niin se on virhe, koska laturi on innovaatiota itsessään. Kiitos. Kiitos. Sitten Leszek Miller lukee tässä, mutta hän ei näytä olevan salissa. Dziękuję, pani przewodnicząca, panie komisarzu. Oczekujemy energii. Kiitos puhemies. Hyvä puhe, komission jäsen. On erittäin tärkeää, että ryhdytään toimiin, jotta päästäisiin eteenpäin yhteisen yleislaturiasian eteenpäin viemisessä. Yleislaturi mahdollistaisi sen, että ihan konkreettiset säästöt kuluttajalle voisivat olla tosiasia. Emme saa nöyrtyä eh, suurten yritysten eh, edessä, kun ne sanovat, että tällä tavalla estettäisiin innovaatiokehitys. Ei tämä pidä paikkaansa. Näin saataisiin aikaan suuria säästöjä ja se jo sinällään on riittävä syy sanoa suuryhtiöille, että nyt riittää tällainen peli. Kiitos sitten komission Sefcovic. Thank you very much, Madam President. Kiitos puhemies, eh, arvon jäsenet. Kun eh, kuuntelin puheenvuorojanne, niin varsin selkeitä eh, äänensävyjä sain kuulla. Aika harvoin kuulee niin yksimielisiä kannanottoja kuin äsken täällä tänään. Ja voin yhtyä siihen, mitä totesitte, että komission tulisi ponnistella enemmän harmonisoinnin eteen, jotta saataisiin aikaan kestävä tuote. Ja tähän asti tehty työ ei ole onnistunut niin hyvin kuin oli odotettu. Tämän lisäksi vielä totean, että edistystä ei tapahtunut, ei siksi, että olisi pelätty yrityksiä, vaan kun mietittiin ja katsottiin, mikä olisi paras tapa edetä. Ja voin vakuuttaa teidät siitä, että kuluttajien toiveet, voida vähentää jätettä, parantaa yhteentoimivuus ja turvallisuusperiaatteet. Nämä ovat komissionkin sydäntä lähellä olevia periaatteita. Toisaalta voin yhtyä siihen, että totesitte, että yritysten tulisi tehdä paras mahdollinen nopeuttaakseen innovaatiota siten, että tuodaan uuden tyyppisiä tuotteita markkinoille sellaisia, joista hyötyvät kuluttajat ja sellaisia, joista myöskin ympäristö hyötyy. Tämän lisäksi on muistettava se, että vapaaehtoisuuteen eh, pohjautunut menettely, se ei vastannut niihin odotuksiin, joita teillä oli tai kuluttajilla oli tai mitä komissiolla itselläänkään oli. Ja täällä jotkut totesivat varsin selvin sanoin tämän asian. Hostain Saldemossa kommentoivat asiaa monessa muussakin puheenvuorossa. Tämä sama asia nousi esiin. Ja viesti yrityksille on, että koskaan ei ole liian myöhäistä tehdä uusia ehdotuksia, mutta nyt on vierähtänyt vuosikymmen ja siksi on erittäin tärkeää mennä lainsäädännölliseen lähestymistapaan. Tietysti radiopääteasetus on yksi tapa toimia, mutta komissio tarkastelee myös muita mahdollisuuksia, esimerkiksi tavanomaista lainsäädäntömenettelyä eh, ja mikä olisi se menettelymalli, jossa olisi paras mahdollinen hyötysuhta. Täällä jotkut totesivat myöskin, että olisi erittäin tärkeää olla digitaalisesti riippumaton täällä Euroopassa. Päivittäin törmäämme tämän kysymyksen ajankohtaisuuteen. Ja omalta osaltani mm, vielä lisäisin yhden tärkeän seikan. ja seikan, eh, jota vien eteenpäin omissa toimissani. Eli kun akuista keskustellaan, niin mitä nopeammin korkeammat eurooppalaiset standardit e, akkujen ja paristojen osalta saadaan aikaan, niin sen parempi, sillä tällä tavalla voimme viedä e, teollisuuden e, innovaatioita innovatiivisuutta ja modernisointia aina vain nopeammin eteenpäin ja mm, tähän halutaan päästä. Kiitos teille kaikille varsin selväsanaisesta viestistämme, eh, jonka komissio todellakin huomioi. Ja mm, uskon, että tällä tavalla voimme edetä ja tulemme eh, saamaan aikaan ehdotuksen, jonka sitten täällä myöskin esittelemme. Kiitos. Kiitos komissaari, kiitos kollegat. keskustelusta. Puheenjohtajavaltion edustajat paikalla, mutta mitään keskustelu päättyy. Äänestys pidetään myöhempänä ajan kohtana. Seuraava kohtauslistalla on komission julkilausuma aiheesta asunto ensin. Pitääkö paikkaansa? Ei. Pahoittelee puhemies. Seuraavaksi komission julkilausuma aiheesta sukupuolten palkkaero. On hienoa, että kohta puoliin, kun hän on valmis, komission jäsen Dalli tulee tänne käyttämään puheenvuoron. Welcome. Tervetuloa. Tervetuloa komission jäsen Dalli. Ei mitään kiirettä. No niin, olkaa hyvä. Olkaa hyvä. Members, thank you for... Kiitoksia kovasti, että otitte tämän palkkaeron tämän päivän esityslistalle. Olen tietoinen, että tämä on tärkeä aihe Euroopan parlamentille. Sehän näkyy teidän päätöslauselmissannekin, jossa halutaan toimenpiteitä, jotka puuttuvat palkkasyrjintään. Me olemme aivan samoilla linjoilla tässä asiassa. Tällä hetkellä syrjintä on kestänyt liian kauan. Sama palkka on ollut sopimuksissa vuodesta 1957, mutta edelleenkin naiset saavat keskimäärin 16 prosenttia vähemmän kuin miehet Euroopassa. Nyt on korkea aika lisätoimille puheenjohtaja Van der Leyen on antanut minulle tehtävän, että ei kehitetään uusi eh, tasa-arvo, eh, tasa-arvo ja palkkastrategia niin, että ne saadaan aikaan eh, edistystä. Ja nyt olen esittänyt ehdotuksia, jotka liittyvät palkan avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen – Kyseessä on uusi sukupuolten tasa-arvon välinen strategia, joka julkaistaan maaliskuussa. Kyseessä on laaja lähestymistapa, jolla halutaan kuroa umpeen palkkaero. Tasa-arvoinen palkka on tärkeä asia uudessa strategiassa ja pyrimme toimimaan myös niin, että saadaan läpinäkyvyyttä palkkoihin. Asiassa on edistytty jo viisi vuotta. Tällä tavoin jäsenvaltiot ovat saaneet kyllä välineet tähän palkka, palkkaisuuteen. Jotkut ovat ottaneet käyttöön näitä toimenpiteitä, kaikki eivät. Avoimuudesta on puute. Monet naiset eivät edes tiedä, että he saavat alhaisempaa palkkaa. Naisten palkkaus on systemaattisesti ja rakenteellisesti alempaa kuin miesten, vaikka olisi kyse samanarvoisesta työstä. Siitä syystä avoimuus läpinäkyvyys palkkauksessa on tärkeä asia. Katson näitä eri vaihtoehtoja, kun pyritään ehdotuksiin, jotka edistävät palkan läpinäkyvyyttä. Kyse on siitä, että vaaditaan yrityksiä äh, raportoimaan palkkatasojaan ja antamaan tällaista tietoa myös tilintarkistuksessa. Olen varma siitä, että tämä on hyvin haastava tehtävä, mutta me haluamme vahvistaa työntekijöiden oikeuksia saada lisää tietoa palkkatasoista ja on tunnustettava myös, että jotkut toimenpiteistä saattavat lisätä työnantajien äh, hallinnollista taakkaa. Siitä syystä on tärkeää kuulla äh, kansallista hallintoa, työnantajia, työntekijöitä, jotta löydetään oikea tasapaino tällaiseen EU-toimenpiteeseen. Pitää muistaa myös, että kun lisätään palkkojen nämä äh, avoimuutta. Se on vain yksi askel silloin, kun pyritään kuromaan palkkaeroa. Siinä tarvitaan myös kattavaa lähestymistapaa niin, että puututaan kaikkiin syihin. Naiset työmarkkinoilla käytetään enemmän osa-aikatyötä verrattuna miehiin, vertikaaliset, horisontaaliset tekijät markkinoilla ja sukupuoli, samoin kuin syrjintä. Toinen asia on se, että naiset ovat yliedustettuina epävarmoissa työpaikoissa. He ovat usein juuri osa-aikatöissä ja eh, he saavat usein eh, määräaikaisia sopimuksia. Tämä vahvistaa vielä sukupuolieroja ja tässä suhteessa tehdään läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta saadaan aikaan äh, se, että äh, laki äh, otetaan myös käyttöön jäsenvaltioissa. Ja tähän liittyvät suositukset, jotka liittyvät sosiaaliseen suojeluun, direktiivi osa-aikatyöstä, ennustettavat työolosuhteet ja tietenkin työn ja muun elämän tasapainoon liittyvä direktiivi. Minä odotan kovasti teidän näkemyksiänne asiasta tänään. Kiitoksia. Kiitos komission jäsen. EPP-ryhmän puolesta puheenvuoron saa ensimmäisenä edustaja Fitzgerald. Ja muistutan taas, että kello tikittää taaksepäin puheenjohtajasta, mutta kun punainen, punaiseksi se muuttuu, niin sitten aika on loppu. Kiitos jäsen. On hyvä, mitä sanoitte aikaisemmin tänä iltana. Hienoa, että me kaikki samalla aaltopitulla, koska ne pitää olla, jos haluamme ryhtyä toimiin. Jos suhtaudumme vakavasti sukupuolten tasa-arvoon Euroopan parlamentissa ja unionissa, jos suhtaudumme vakavasti kestävyyden tavoitteisiin, jos suhtaudumme vakavasti sosiaaliseen pilariin, niin silloin on tärkeää, että puututaan tähän palkkakuiluun. Tasarvolla on väliä ja tämä on hyvin vakava epätasarvon lähde, joka on kestänyt tavallaan pitkään. Taloudellinen tasa-arvo on yhtä tärkeä asia, koska ilman tasa-arvoa palkoissa siinä, mitä ansioita saadaan, sosiaalinen tasa-arvo ei voi taata kuvailitte saman vaan palkka kuuluu 60 prosenttia ja jossakin paikoissa enemmänkin. Ja tietysti on eläkkeellä eläkeerot, eläkekuilu, joka on hyvin vakava asia. Nykyinen eläkekuilu on yli kaksinkertainen suhteessa palkkakuiluun, 35,7 prosenttia. Kuvitelkaapa, miten tämä vaikuttaa naisiin, lapsiin, perheisiin, kun he kasvavat vanhemmaksi. Heillä ei ole samoja rahasummia käytössään vain. Ja palkkaero ja eläke kuilu johtavat vakavia seuraamuksia, ne maksavat yhteiskunnille, ne maksavat siksi, että ne toistuvat lapsiköyhyyttä ja sitten osaamisen eh, kuilukin tähän vaikuttaa ja tämä johtaa myös kaikkien maiden talouksiin, koska tässä käytetään eh, liian vähän naisten taitoja ja osaamista. Tässä on valtava este naisten täydelle osallistumiselle. Joten tiedämme tämän kaiken, mutta kysymys kuuluu, mitä aiomme tehdä sen eteen. Se, mitä nähdään jo on se, että useat maat ovat ryhtyneet toimiin. Pidän hyvänä, mitä sanoitte siitä, että eri asioita voidaan hoitaa, jos tämä, tämä on jokaisesti palkka-avoimuus on tärkeää. Tämä on nähty jo, miten tämä vaikuttaa, kun on enemmän avoimuutta esim. media-alalla, media töissä. Sitten tällä toimia tarvitaan, jotta asia käsitellään. Kiitos. Kiitos SZDn puolesta Regner. Kiitos komission jäsen. Tämä on surullinen vuosipäivä, kun miesten ja naisten välinen palkkakuilu. No, tässä ei ole mitään juhlittavaa. Siis äh, miesten ja naisten välillä on valtapalkkakuilu. Tämä ei muistettu tänä päivänä, mutta pitäisi saada sama palkka samasta työstä – se on ollut jo pitkään olemassa perussopimuksissa. Sitten on tasa-arvodirektiivi, joka on neljään selvästi tämän eh, edellisen kohtanut kieltä. 2019 naiset tienaavat 16 prosenttia vähemmän kuin mieskollegat tunnilta. Ja eh, vanhuus ja on vieläkin vakava, koska 40 prosenttia naiset ovat vähemmän eläkettä kuin miehet ja äidit, joilla on alle 7 lapsia, no heidän tilanne on kaikkein kamalin. Kaksi kolmasosaa tapauksista on klassista diskriminaatiota syrjintää. Nainen saa vähemmän palkkaa vain siksi, että hän on nainen. Palkkakuilu perustuu pääsissä siihen, että on stereotyyppejä naisten rooleista, jotka tekevät suurimman osan kotitöistä ja hoitavat lasten kasvatuksen pääasiassa. Tarvitaan näyttötavan muutos ja rakenteiden muutos, jos halutaan saada todellinen tasa-arvo aikaan. Sen takia vetoan komissioon. Tarvitaan enemmän kuin mitä ollut tähän asti. Todellisia laisen toimenpiteitä, palkkaavoimuudesta, sanktioita, jos on syrjintää. Ja tarvitaan sitten myös vahingonkorvauksia tarvittaessa. Komission pitää tämä hoitaa. Kiitos RE-ryhmän puolesta Bryne, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Minä taistelen tasa-arvon puolesta. Haluan torjua myös naisten sosiaalista syrjäytymistä ja köyhtymistä. Tämä ero naisten ja miesten välillä on sitä voida hyväksyä sosiaalisesti eikä taloudellisesti. Puhuitte myös syrjimättömyydestä. Taloudellisesti kyse on innovaatiosta, joka kärsii ja nyt kun puhutaan näistä kahdesta prosentista naisten ja miesten välillä, tällä tavoin voisimme saada aikaan 40 miljardia lisää nyt äh, kyse on myös sosiaalisista oikeuksista. Ne pitää ottaa täysin käyttöön. Meidän pitää saada aikaan myös Euroopan laajuinen äh, toimintasuunnitelma. Ensinnäkin äh, tietojen avoimuus palkkauksessa, sitä pitää parantaa. Ja toiseksi pitää saada aikaan korjaustoimia ja tuloksia. Tämän lisäksi myös toimenpiteitä organisaatiossa, koska palkat olisivat avoimia me, meillä on tarkat tavoitteet ja voidaan paremmin määritellä myös mahdollinen syrjintä ja nähdään myös, miten ollaan edistytty. Olen iloinen, kun näen, että komissio on sitoutunut edistykseen asiassa ja näin se sitoutuu myös 2014 direktiiviin. Ja sitten tässä toisessa ulottuvuudessa komissio, ne jäsenvaltiot ja työmarkkinaosapuolet, niiden pitää ryhtyä paljon paremmin torjumaan palkkasyrjintää. Tällä tavoin pitää miettiä myös työmarkkinoita, joilla saattaa vallita stereotyyppejä ajatellen koulutusta. Me odotamme kovasti uutta tasa-arvostrategiaa ja uutta periaatetta samasta työstä sama palkka. Kiitos. Kiitos. Ja tervetuloa kuudelle miehelle, jotka puhuvat keskustelussa. Ensimmäinen on kollega Urta Sun 30. No no kiitoksia puhemies. Ei ole normaalia, että meitä on näin vähän. Joka tapauksessa kiitoksia komissiolle siitä, että esitteli tänään tämän ajatuksen. Me olemme valmiit torjumaan palkkaeroa Tämä vaikuttaa moniin asioihin. Te puhuitte tästä 16 prosentista. Sillä on omat vaikutukset, esimerkiksi seuraukset eläkkeisiin. Ja niinpä tässä kaksi asiaa on minulle tärkeitä. Ensinnäkin meillä on ollut oma strategiamme. On pyritty vähentämään palkkaeroa. Se on toiminut hyvin vähän. Meidän pitää päivittää tätä strategiaa ja pitää olla selkeät indikaattorit indikaattorit. Ja toiseksi tässä tämä palkkojen avoimuus, josta ne jo puhuitte, erittäin hyvä, että mainitsitte tämän, että se olisi pakollinen niin, että työntekijät voivat tietää lisää palkkatasoista ja tällä tavoin voidaan suojata myös palkkasyrjinnästä kärsiviä Eh, voitte luottaa parlamenttiin, eh, kun meillä on tässä eh, esimerkkinä Suomi, joka on onnistunut vähentämään nämä palkkaeroja. Ja nyt on tärkeää, että teemme yhteistyötä neuvoston kanssa ja sitä varten meillä pitää olla tosiaan hyvät yhteydet, eri, erittäin eh, hyvä eh, tasa-arvoministeri, uusi tasa-arvoministeri Espanjassa, joka varmasti tukee teitä. Kiitos. Graf, eh, seuraavana puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitokset, hyvät naiset ja herrat. Tämä asia kuuluu myös näihin moderniin eh, legendasarjan kysymyksiin. Mitä enemmän puhutaan, sitä enemmän siitä voi hermostua. Eh, ei ole eh, siivottu välttämättä tätä eroa. Jos se siivotaan, niin sitten tämä ero on 70 prosenttia ja tilanne voi olla toisinkin päin, kun katsotaan nuoria. Mutta sitten jos katsotaan tätä ei-siivottua eroa, niin eh, ehkä katseet kääntyvät poliittisen eh, vasemmiston puoleen koska ne eivät eh, ymmärrä sitä, miten lastenhoitoon liittyvät kysymykset tulisi arvottaa. Unkari, Puola, konservatiiviset maat ovat lähteneet sille työlle, että huomioidaan naisten tekemä työ lasten hoitamana. Tämä sitten kuroo umpeen tätä palkkaeroa. E, katsotaan e, naisten rooli hieman toisella tavalla kuin miten muissa länsi-eurooppalaisissa maissa. Eli ideologinen uusi lähestymistapa olisi tärkeä, olisi tuettava ja suojeltava perhettä ja myöskin naisia perheyhteisössä. Erhält das Wort die Kollegin Bitnievska seuraavana puheaika yksi minuutti. Olkaa hyvä ECR-ryhmästä. Kiitos, Seuraava puhemies, komission jäsen. On totta, että puhumme sukupuolten palkkaerosta paljon. Se on 16 prosenttia No minä olen Puolasta, olen onnekas siellä. Palkkaero on 7 prosenttia miesten ja naisten välillä ja se on pienemmän päin. Tämä tulee työttömyyteen naisten parissa sitä on voitu vähentää 18 prosentista 5 prosenttiin, mutta vielä pitää tehdä paljon töitä. On monia syitä sukupuolten palkkaeroon, mutta olen vakuuttunut siitä, että suurin syy on se, että naiset vastaavat perheiden hoidosta. He hoitavat lapsia ja, vanhem, ja vanhuksista. Naiset voisivat tehdä, tai naiset työskentelevät huonopalkkaisilla aloilla, joten pitäisi ajatella syvällisemmin, mitä tehdä niin naisten kanssa, jotka ovat äitejä, jotka hoitavat omista vanhe- jotka ovat omia vanhempia, miten voitaisiin kompensoida heitä arvokkaasta työstään. Lisäisin vielä, että me huomamme, että köyhyys feminisoituu. Naiset saavat eläkkeitä, jotka ovat paljon alhaisempia kuin mitä miehet. Pereira ja puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. E Epätasa-arvo miesten ja naisten palkkauksen välillä on tosiasia ja tilanne jatkuu samana siinä vaiheessa, kun jäädään eläkkeelle. Olisi katsottava, mitkä ovat varsinaiset syyt näille eroille. Olisi erittäin tärkeää tarkastella työhtösopimusneuvotteluja, ylityöjärjestelyjä ja toisaalta sitä, miten äitiyslomamenettelyt ja lasten ja huoltoon liittyvät kysymykset vaikuttavat tähän yhtälöön. Tarvitaan riittävät resurssit, humani ja eh, rahalliset resurssit, jotta voidaan hoitaa eh, nämä kysymykset kunnolla ja myös lainsäädäntöä tarvitaan. Ja julkinen terveydenhuolto ja sosiaaliturva ovat myöskin eh, erittäin tärkeä aspekti tässä kaikessa jos halutaan yhtäläiset mahdollisuudet ja yhtäläinen tulevaisuus kaikille taata. Mennään eteenpäin. ryhmäpuheenvuoroihin liittyen olin vähän joustavampi näiden puhaikojen osalta. Seuraavana sitten eh, Estras ja puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tosiaankin eh, naisten ja miesten välinen palkkatasa-arvo on tärkeä asia ja se on myös sosiaalisen kehityksen tavoitteita ja se on mukana pil- sosiaalisessa pilarissa. Komission puheenjohtaja on sanonut, että se on yksi prioriteetti ja sanoitte, että pitäisi olla sitovia tavoitteita, jotta voisimme poistaa tämän palkkaeron naisten ja miesten välillä samassa työssä. Tässä seurauksia on koko elämän ajalle. Se saattaa johtaa köyhyyteen, pienempään eläkkeeseen ja tämä on myös äitiyskysymys ja naisilla on enemmän määräaikaisia työpaikkoja ja siitä syystä, aivan kuten komission jäsen sanoi, haluamme, että saadaan lisää palkkaa mm, läpinäkyvyyttä ja tällä tavoin, tällä tavoin voidaan sitten saada aikaan lisää demokratiaa ja eurooppalaisia arvoja. Kiitos. Kollegin Joachim. Jon Herjo seuraavana puheaikaa puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Vuonna 2007, kun sain työpaikkani, työskentelin miesten ja naisten kanssa, teimme kaikki samaa työtä. Samaa työtä, samaa palkkaa saimme, ainakin niin minä ajattelin, kunnes huomasin eräänä päivänä, että miehet tienasivat enemmän kuin minä ja muut naiset. Joten mm, otimme sieltä lakimiehen, joka lähetti kirjeen johdolle. Onneksi ei tarvinnut vielä asiaa tuomioistuimen käsittelyyn, mutta toimenpiteet auttavat kyllä, kun on olemassa palkkaroja. Joka vuosi Alankomaissa Miehet tienavat 5000 euroa keskimäärin enemmän kuin naiset. Meidän pitää tehdä jotain tämän eteen. Tarvitaan komissiota sitoumuksia. Ensimmäisen sadan päivän aikana tarvitaan lainsäädäntöä, joilla voidaan saada palkkaavuutta lisää, jotta voidaan varmistaa, että tulevina vuosina ei puhuta taas siitä, mitä voidaan tehdä, jotta voidaan vähentää palkkakulua. Maksova ja puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos. Palkkarat ovat suuria EU:ssa, jossakin jopa 20 prosenttia. Olematta siitä, että Tsekin tasavallassa naiset kouluttavat enemmän kuin miehet, he ovat vähemmän palkkaa. Usein he ovat tärkeissä tehtävissä, mutta saavat vähemmän palkkaa koulutuksessa, toimivat terveydenhuollossa sosiaalialalla, mutta eivät ole edustettuina johdotehtävissä. Vain 15 prosenttia naisista on johtokunnissa 5 prosenttia muissa laitoksissa. Tsekin tasavallassa sitten on myös ongelmia, jotka liittyvät köyhyyden feminisointiin, jossa köyhyys siis lisääntyy. EUn pitäisi parantaa tilannetta ja löytää rajoittavia määritelmiä samalle palkalle samasta työstä direktiivin mukaan vuonna 2006 tai sitten palkkaa avoimuusdirektiivin myötä. Ja sen pitäisi varmistaa palkkaa avoimuus yrityksessä, koska tasa-arvo ei ole vielä taattua. Kiitos sitten Peter Hansen ja puheaikaa yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos eh, puhemies ja kiitos komission jäsen alustuksestanne. Eh, marraskuussa eh, olisi, mm, olisi työt loppuneet naisilta, jos palkkaus olisi ollut sama kuin miehillä. Ikään kuin viimeinen vuoden kuukausi on naisille palkaton. On kuitenkin hyvä, että uudessa komissiossa tämä asia on otettu esille, mutta pelkkä otsikointi ei riitä, vaan on katsottava, mitä käytännössä tehdään palkkaerojen kuromiseksi umpeen jos tehdään samaa työtä, myös palkkauksen tulisi olla sama. Toivottavasti myöskin työelämän ja yksityiselämän yhdistämisen direktiivi pidetään esillä tässä yhteydessä, sillä, sillä on omat vaikutuksensa myöskin näihin palkkaeroihin. Kiitokset ja seuraavana sitten Tovalieri, olkaa hyvä. Kiitos historian suurin rikos. Näin YK eh, on tämän määritellyt ja rikos, josta ei mitään rangaistusta langeteta. Eli se, että naiset ansaitsevat miehiä vähemmän. Eurooppa ei myöskään tee tarpeeksi tämän asian eteen naisten eh, edustus eh, suurten yritysten johdossa on pienempi kuin miesten eikä se riitä ratkaisemaan tätä ongelmaa. Olisi erittäin tärkeää, että tuettaisiin jäsenmaita erityyppisissä ponnistuksissa eh, ja katsottava, miksi naisille ei mahdollisteta parhaimpia eh, yrityksen johtopaikkoja. Kuinka voitaisiin ymmärtää se, että naisia ei tarvitse suojella, sillä jos näin ajatellaan, eh, todellakin tehdään karhunpalvelus naisille. Olisi tärkeää tunnustaa naisten osaaminen ja lähteä siitä liikkeelle. Ja vain tällä tavalla voidaan mahdollistaa yhtäläiset mahdollisuudet naisille ja miehille. Kiitokset ja seuraavana Rafalska, puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Pani przewodnicząca, sytuacja w Polsce w zakresie... Puhemies, e, Puolan tilanne tässä palkkaeroasiassa on aika hyvä verrattuna muihin kehittyneisiin maihin. Tilanne on menossa koko ajan parempaan suuntaan. 2007-2017 äh, Puolassa on edistytty valtavasti naisten tilanteessa työmarkkinoilla. Puola on hypännyt 17 paikalta kahdeksannelle 2017 palkkaero oli 7,2 prosenttia ja samaan aikaan EUn keskiarvo oli 16 prosenttia. Ainoastaan Romania, Italia, Luxemburg, Belgia, eh, meillä oli eh, pienemmät eh, palkkaerot. Mutta se on hyvin monimutkainen ilmiö, tämä palkkaero. Ja siihen vaikuttavat monet eri tekijät, jotka liittyvät naisten ja miesten tilanteeseen työmarkkinoilla. Ja tähän mukaan tulevat kokemus, eri ammatit. Ja pitää muistaa, että naisilla on oikeus valita oma työuransa. Dankeschön. Es folgt die Seuraavana Rodriguez Palop, puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Euroopan unionissa eh, naiset tekevät eh, ilmaista työtä kaksi kuukautta vuodessa verrattuna miehiin. Ja eh, tämä liittyy myös työoloihin. Tiedättekö, minkä tähden me olemme naisia, koska me teemme paljon palkatonta työtä kotona ja kodin ulkopuolella myös. Mutta tässä mukana eivät kulje kuitenkaan niistä instituutiot. On tiettyjä normeja, joita ei ole hyväksytty. Ja näin me olemme nähneet, että pitäisi asettaa sanktioita silloin, kun ei noudateta samaa palkkaa. Tällä tavoin syrjitään naisia ja tässä on hyvinkin paljon hyvin kallista lastenhoitoa monissa maissa. Eh, pitäisi olla eh, yleinen ja yhteinen mahdollisuus eh, lastenhoitoon. Ja naiset usein tekevät pitkiä työpäiviä ja usein joutuvat tekemään paljon erilaista kotityötä palkkatyön lisäksi. Edelleen naiset ovat köyhiä ja saamme vähimmäispalkan monessa tapauksessa. Kiitos. Seuraavana Rondi nelipuhaikaa yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Palkkasyrjintä on yksi eh, laajimmalle levennyt eh, epätasa-arvon muoto. Ja se estää myöskin hyvän sosiotaloudellisen maiden kehityksen. erilaiset eh, työmarkkinamallit jäsenmaissa eivät ole tätä seikkaa huomioineet. Eh, viiden tähden liike lähtee liikkeelle siitä, että ei kannata pelkästään luetella hyviä ehdotuksia, vaan tarvitaan todellisia välineitä, joilla jäsenmaat voivat ratkaista tämän ongelman ja päästä eroon tämän tyyppisestä eh, segregaatiosta. Sehän on yksi pääsyy tässä ongelmassa. Ja on myöskin syytä tarkastella mahdollista harmonisoitua sanktiomenettelyä, jos halvaitaan, että tämän tyyppistä syrjintää on tapahtunut ja naisen tekemä työ ei ole saanut samaa arvostusta kuin sen, sitä arvostusta kuin sen pitäisi. Fransen ja puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies komission jäsen. Sukupuolten palkkaero on edelleen valtava haaste meille. Vuonna 2020 naiset edelleen tienaavat vähemmän kuin miehet ja eläkeijässä tämä ero on vieläkin suurempi. Paljon on puhuttu tästä, mutta tässä on kaksi aspektia, johon sen keskittyä. Liian usein naiset tekevät töitä osa-aikaisesti, mikä automaattisesti johtaa alhaisempaan palkkaan. Tarkoittaa sitä, että he ovat haavoittuvaisessa asemassa. Tämä tarkoittaa sitä, että he ovat haavoittuvaisempia ja usein köyhempiä vähentämällä palkkaa eroja voimme myös vaikuttaa siihen, että hoitotyö jakautuisi tasaisemmin ja että työmarkkinat ovat tasa-arvoisemmat. Marianne Tysonin direktiiviehdotus on myös tärkeä väline tässä ja se pitää muistaa. Toiseksi erottelu työmarkkinoilla pitää lopettaa horisontaalisesti, pitää vähentää stereotypin käyttöä ja tukea naisia digitaalisilla aloilla ja muilla aloilla vähentämällä palkkaeroja voimme saada naiset autonomisemmiksi. Tack för det, fru talman, och tack för en väldigt bra... Kiitoksia kovasti puhemies. Kiitoksia myös komission jäsenelle erittäin hyvästä eh, johdannosta. Periaate samasta eh, työstä sama palkka eh, on ollut esillä sopimuksissa jo vuodesta 1957 ja nyt olemme tilanteessa 63 vuotta myöhemmin edelleenkin naiset ansaitsevat miehiä vähemmän samasta työstä. Se on häpeällistä. On häpeällistä, ettemme ole menneet tämän et- enempää eteenpäin tässä asiassa. Naisten pitäisi pystyä ansaitsemaan sama kuin miesten. On myös häpeällistä, että me emme noudata perusarvoja EU:ssa. E, ja meillä on tässä oma tehtävämme. Me tiedämme, mitkä ovat syyt, mutta poliittinen tahto saa aikaan muutoksia. Ja e, mietin, että mitä sanoisin omille lapsilleni, tyttärilleni. E, onko järkevää sanoa, että kun menette työmarkkinoille, niin teidän pitää tehdä kaksi kuukautta palkatonta työtä vuodessa. Solis. Solis Peres seuraavana ja puheaika yksi minuutti. Kiitoksia paljon puhemies. Tänään me keskustelemme asiasta, joka pitäisi olla jo mennyttä. Miesten ja naisten palkkakuilu. Naiset tienaavat 17 prosenttia vähemmän kuin miehet. Toivon, että komissio olisi paljon kunnianhimoisempi, kun se edistää tasa-arvoa, samanarvoisuutta niin pian kuin mahdollista asian täytyy puuttua. Tarvitsemme toimenpiteitä Euroopan tasolla. Ja työelämän ja perelämän parempi yhteensovittaminen täytyy mahdollistaa. Hyvin paljon on työpaikkoja esimerkiksi tiedealoilla tai teknologialoilla, joilla naisia tuskin on ollenkaan. Ja näitä aloja <clears throat> opiskelevien naisten määrä on paljon alhaisempi kuin äh, miesten. Meidän onkin tehtävä paljon työtä, jotta nuoret äh, lapset, äh, tytöt ja naiset panostavat enemmän tähän alaan. Se on kunnianhimoinen hanke, mutta se on kuitenkin painopistealue, kun ajattelemme tätä kokonaisstrategiaa. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Philips, yksi minuutti. Olkaa hyvä. On by pickpockets. Every day across... Joka päivä kautta EUn naiset avaavat palkkakuittinsa ja huomaavat, että suurin osa heidän ansaitsemastaan palkasta on ryöstetty heiltä. Päivästä päivään he joutuvat eläkkeelle, joka on noin 35 prosenttia vähemmän kuin miehillä. Miehillä, anteeksi naisille, joihin naisille, joille kasaantuu syrji, syrjintätekijöitä, tämä ero on vielä suurempi. Nyt 50 vuotta myöhemmin on häpeällistä, että meidän edelleen täytyy keskustella edelleen parlamenttisalissa tästä. Jos joku näkisi bussissa taskuvarkauden naidelta, niin huutaisimme kutsuisimme poliisin, olisimme järkyttyneitä. Vetoan kaikkiin tässä salissa, jotta korotetaan äänemme. Naisten ei täydy, joudu, täydy joutua odottamaan jälleen 50 vuotta. Kiitoksia paljon. Seuraavaksi edustaja Bruna. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Puhemies, nais, naisille ja miehille on annettava sama palkka tasa arvon nimissä. Tätä asiaa on tarkennettava ja otettava tähtäimeen. Kyse on siitä, että palkkaerot ovat edelleenkin olemassa ja sama koskee myöskin työtuntien määriä naisille on saatava sama palkka samasta työstä eh, ja myöskin niille naisille, jotka sitä haluavat, on taattava pääsy myöskin eh, samoihin paikkoihin, joihin miehet eh, pääsevät. Me emme voi toteuttaa erilaista ajattelutapaa naisten ja miesten suhteen. Meidän on löydettävä sovitteleva ratkaisu, jotta naiset saavat myöskin omaa ammattipätevyyttään vastaavat työpaikat. Merci. Als nächstes spricht... Kiitos. Seuraavana Eroste Stegryd. Yksi minuutti. Fru talman, ärade kommissionär. Rouva puhemies, hyvä komissio, sen kiitos puheenvuorosta. 16 prosentin palkkaero miesten ja naisten välillä eu perustuu komission raporttiin äh, syrjinnästä. Ruotsissa äh, toimivaltainen viranomainen on todennut, että syrjintään perustuva palkkaarvoa, vaan ne perustuvat ammatinvalintaan, henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja työtunteihin. Tarvittaisiin todellisia menetelmiä, jos palkkaerosta halutaisiin kokonaan eroon. Täytyy pystyä tekemään omia elämänvalintioinaan. Tietysti sen palkka jotka perustuvat syrjintään, mutta toiminnan täytyy perustua faktoihin ja se täytyy puhdistaa liioitelluista ideologisista myyteistä. Kiitos. Dankeschön. Kiitoksia paljon. Seuraavaksi puhuu edustaja Nikola Alavanus. Yksi minuutti. Η λεγόμενη πολιτική της συμφιλίωσης οικογενειακής... Kiitos puhemies. Nyt on ryhdytty niin sanottuun tasa-arvopolitiikkaan lainausmerkeissä. Tämä on johtanut siihen, että joustavuutta on lisätty työpaikoilla, myöskin työtuntien osalta. Tämä tarkoittaa sitä, että 35,1 prosenttia naisista teki osa-aikatyötä. Joustavuus työmarkkinoilla on yksi tekijä, joka on johtanut siihen, että naisten palkka on 17 prosenttia pienempi kuin miesten. Saman aikaan EU:ssa sukupuolten palkkakuilu on keskimäärin 40 prosenttia. Naiset eivät tee tällä tavalla lisää työtä, mikäli palkkoja lasketaan entisestäänkin, varsinkin aikana, jolloin pyritään vain kilpailukyvyn parantamiseen. Tämä johtaa siihen, että äitiyslomista ja oikeuksista leikataan ja monet naiset joutuvat työttömiksi tai tekevät työtä vain osa-aikaisesti. EU toimii erittäin aggressiivisesti. Meidän täytyy varmistaa, että saamme lisää pontta työväenluokan taisteluun sen puolesta, että naiset saavat vapaa-aikaa ja äitiyslomaa tarpeen mukaan. Kiitos sitten edustaja Hybner, olkaa hyvä. Commissioner, eh, colleagues. Kiitos komission kollegat. Kun Euroopan täytyy uudistaa yhtenäisyyttään ja katsoa tulevaisuuteen, niin palkkaero ei ole pelkästään epäoikeudenmukaista naisia kohtaan, vaan vanhanaikaista. Siinä loukataan naisia yhteiskunnan toimi- täysvaltaisina jäseninä, kun älykkäämmät naiset ansaavat vähemmän kuin mieskollegat, niin se haittaa myös Euroopan mahdollisuuksia globaalissa kilpailussa. Jos haluamme työmarkkinoista sopivat tulevalle tälle vuosituhannelle, niin tästä 16 prosentin rosta täytyy päästä eroon. Myöskin se, että nyt kyllä naisilla on parempi koulutus, ei tarkoita, että tulevaisuudessa työmarkkinat olisivat paremmat naisille. Tyttöjä ei rohkaista yrityksissä, yliopistoissa, perheissä oppia uusia taitoja ja teknologioita. Palkkara voi kasvaa tulevaisuudessa. Tällainen on kustannus koko yhteiskunnalle. Semmokselle vakuuttunut, että tämä sali komissio sen ei mm, säästele ponnistuksia varmistaakseen, että palkkaerosta päästään kokonaan eroon. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Gualmini Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos komission jäsen. Jotta voidaan tilkitä sukupuolten välinen palkkakuilu, ei ole pelkästään symbolinen asia, vaan tämä palauttaa yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden. Yhteiskuntaan kyse pelkästään palkkakuilusta, vaan naiset joutuvat myöskin lasikattojen uhreiksi, koska naiset eivät saa ylennyksiä urensa taka huipulle saakka. Naiset usein ovat ainaita hoivan antajia perheessä. Naiset joutuvat myöskin usein sukupuolistereotypien uhreiksi. Heitä katsotaan pätemättömiksi. He myöskin kohtaavat paljon enemmän väkivaltaa. Yli 30 prosenttia naisista on kokenut väkivaltaa elämässään. Tämä on todellista taistelua oikeudenmukaisuuden, muutosten, ihmisarvon puolesta. Me täytyy taistella sen päivän puolesta, jolloin miehet ovat ja naisten kanssa tasa-arvoisia ja naisten arvoa pidetään kunniassa ja myöskin heidän potentiaaliaan. Mikäli nainen joutuu valitsemaan kodin tai työpaikan välillä. Tämä ei käy päinsä. Nyt pitää sulkea tämä kolimpia niin kuin mahdollista seuraavien kolmen kuukauden aikana. Teidän täytyy luvata meille, että naiset, luvata, että naiset eivät ole yksin nais, he, ja me että koskaan emme luovu tästä taistelusta. Kiitokset. Hyvää iltaa kaikille. Seuraavaksi äh, puheenvuoro äh, edustaja Rafaelalle. Minuutti. Madam Commissioner, achieving financial... Komission jäsen, Taloudellisen tasa-arvon saavuttaminen naisten ja miesten välillä on saavutettava. Taloudellinen riippumattomuus tekee yksilöstä vapaa, ja liian monet naiset ovat vähemmän vapaita palkkaeron vuoksi. 16 prosenttia EU-ssa. Se tuskin on muuttunut viime vuosikymmenen aikana. Nykyisellä tahdilla saatetaan jopa mennä takapakkia. Ja siitä on edelleen haittaa naisille ja se maksaa yli 200 miljardia euroa seuraavalla vuosikymmenellä parlamentin oman tutkimuksen mukaan. Jos halutaan olla tosissaan eurooppalaisten arvojemme kanssa, niin komission täytyy tehdä vapaudesta ja riippumattomuudesta naisille etusijalla oleva asia. Sama palkka, aktiivinen osallistuminen osallistuvilla työmarkkinoilla Palkkaeron tasoittamisesta täytyy päätyä siihen, että ymmärrämme palkkaeron ja pääsemme siitä eroon. Hallitusten täytyy ilmoittaa avoimesti, yritysten täytyy ilmoittaa avoimesti, miten työntekijöiden maksat ja meidän täytyy tietää, mistä palkkaero johtuu. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi eh, puheenvuoro Beata Stylla. Panie przewodniczący, szanowni państwo, pani komisarz. Rouva puhemies, komission jäsen. Yksi tärkeimmistä teemoista, josta tänään keskustelemme, voi sanoa, sopii siihen, jonka pitäisi olla Euroopan unionin perusteita. Kunnioitetaan sama, samoja oikeuksia, kunnioitetaan kaikkia riippumatta siitä, missä asuu, mitä tekee, millä alueella asuu mantereellamme EU-ssa. Puolassa olemme pystyneet tehokkaasti saamaan aikaan ratkaisuja, joiden myötä voidaan poistaa köyhyyttä ja toisaalta, kuten Puolan kollega aiemmin jo puhui, ratkaista myös palkkatasa-arvo-ongelmia naisten ja miesten välillä. Naiset haluavat tehdä työtä, haluavat olla ammatillisesti aktiivisia, mutta haluavat myös toteuttaa äitiyttä, haluavat mahdollisuuden kasvattaa lapsiaan. Muun muassa sen vuoksi Arvostamme äitejä, jotka ovat kasvattaneet ainakin neljä lasta. Olemme järjestäneet heille erityiseläkkeen. Ja nyt lopuksi on oireellista, että tämän päivän keskustelussa puhuvat ennen kaikkea naiset. Toivoisin, että pystymme tehokkaasti ratkaisemaan tämän ongelman täällä parlamentissa tehokkaammin. Suurkiitokset. Seuraava puhuja äh, Maria Grassa Carvalho, minuutti. Puhemies, arvoisa komissaari, niin mieluusti ostan, otan, otan vastaan nämä avoimet ehdotukset, joita uusi Euroopan komissio on ehdotellut. Tästä huolimatta kuitenkin sama palkka samasta työstä ei kuitenkaan toteudu käytännössä. Valtavia epätasa-arvoisia tilanteita löytyy paljon nimenomaan naisten ja miesten tekemä työn ja sen, siitä maksettavan palkan välillä. Naisilla ei ole samoja mahdollisuuksia esimerkiksi digitaalisella ja ylipäätään <clears throat> teknisillä kilpailualoilla. Palkat ovat edelleenkin alhaiset, jopa 16 prosenttia alhaisemmat kuin miehillä. Siksi Euroopan komissiolta peräänkuulutetaan nyt konkreettisia ratkaisuja ja tekoja, jotta direktiivien vaatimukset myöskin yritysmaailmassa toteutuisivat. Kiitos. Seuraava puhuja Jackie Jones. Minuutti. Thank you, Chair. Thank you. Kiitos puhemies. Kiitos komission jäsen. Kun olin pieni 70-luvulla, Silloin otettiin käyttöön hyvin paljon eri tasoista tasa-arvopolitiikkaa. 40 vuotta sitten annettiin YK perussopimus, joka pyrki syrjimättömyyteen. 50 vuotta sitten Isossa Britanniassa syöksyttiin tasapalkkaa laki ja eri oikeuskäytäntöjen ja direktiivien kautta on pyritty vaikuttamaan tilanteeseen. Tämä kaikki tapahtui 50 vuotta sitten. Maailmassa ei kuitenkaan yhtään maata, jossa olisi tasa-arvoinen palkka tasa samasta työstä. Tämä on selkeä syrjintä. Ei ole yhtäkään maata eu jossa olisi sama palkka miehillä ja naisilla. Tämä palkkakuilu täytyy saada kurottua umpeen. Minä olen tuossa vanhaksi ja me lähdemme EU-sta. Olen toivonut, että minun elinaikanani olisimme nähneet merkittävää edistystä naisten asemassa ja tasa-arvossa. Ei, ei pelkästään periaatteiden tasolla, mutta myöskin tasa direktiivissä pitäisi saada ja tasa-arvoinen sama palkkaisuus sukupuolten välille. Sitä täysin toivonut, mutta nyt vielä hetken aikaa haluaisin puhua yhdistänyt kuningaskunnasta. Nyt kun yhdistyskunnasta on lähdössä, nyt kun olemme lähdössä EUsta, minä esitän haasteen Johnsonin hallitukselle. Ottakaa ohjat uudestaan käsinne, mutta ryhtykäämme, ryhtykää sitten samaten tasa-arvo lainsäädännön laatimiseen ja varmistakaa se, että 50-luvulla 50-luvusta eteenpäin työtä tehneet naiset saavat eläkkeensä takaisin. Kiitokset. Seuraavaksi edustaja Vilma Barandika. Minuutti. Gracias, puhemies. Kiitokset arvoisa komissaari. Rooman sopimuksessa jo tuomittiin palkkaerot. Naiset, jotka tuolloin eh, toimivat ja muun muassa teollisuuden parissa eh, eivät kuitenkaan pääse toteuttamaan tuota eh, periaatetta. Tällä hetkellä tilanne on täysin töinen, toinen kilpailukyky on kaiken A ja O, mutta edelleenkään tilanne ei ole edennyt kovinkaan nopeasti epätasa-arvoinen tilanne vallitsee edelleenkin ja myöskin köyhyyden parissa monet joutuvat elämään. Nyt meillä on kuitenkin Euroopan komissiossa ensimmäistä kertaa johdossa nainen ja toivonkin, että hänen mandaattinsa loppuu OEssa palkka eroja ei enää ole olemassa ja maailma on sama kaikille, yhtä yhdenmukainen kaikille. Kiitokset. Angelika Motsonuska, seuraava puhuja. Dziękuję bardzo. Kiitos komission jäsen, kiitos puhemies. Erityisen tärkeä päivä tänään. <clears throat> Mehän puhumme palkkaeron poistamisesta riippumatta sukupuolesta. Sehän koskee useampia maita, naisia, Olemme kuulleet kaikki argumentit ja jos puhumme yhdellä äänellä, niin voimme sanoa, että systeemitasoiset välineet ovat tärkeä, mutta yrittäjien välinen yhteistyö on hyvin tärkeää myös. Voin kertoa tämän omasta kokemuksestani, kun olin eh, kehitys- ja investointivaraministerinä, niin juuri yrittäjien kanssa lähdimme ratkaisemaan yhteistyössä näitä ongelmia. Saimme aikaan Puolassa välineitä, joilla työnantajat pystyivät tällaisen sovelluksen aikana arvioimaan eri alojen palkkoja ja verrata niitä eurooppalaisiin keskiarvoihin. Kun loimme tällaisen avoimien ratkaisujen perustan, jotta naiset pystyivät alkaa oman taloudellisen toimintansa, jotta voidaan yhdistää perhe-elämää ammattielämään. Tämä on juuri hyvä suunta, mutta Euroopan parlamentissa täytyy nyt kiihdyttää toimia, koska EUn toimet ovat tässä hyvin hitaita. Kehitystä on ollut vain noin prosentin verran vuodessa. Kiitokset. Seuraava puhuja Mikaela Soitrova, minuutti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 stereotypiat ja työmarkkinoiden epätasa-arvoisuus on ongelma, johon naiset törmäävät jatkuvasti nuoret tytöt, naiset ja myöskin eläkkeellä olevat naiset törmäävät tähän ongelmaan. Ja samaten joudutaan jopa köyhyysrajalle. 16 prosenttia naisista <clears throat> saa vähemmän palkkaa kuin miehet ja 39 prosenttia ainoastaan kokonaistulosta on naisten tuottamaa. Meidän vastuumme poliitikkoina on äärimmäisen vakava ja <clears throat> siksi tarvimmekin äh, uuden tyyppistä äh, tulevaisuutta, äh, eikä enää tuota vanhaa patriarkaisen mallin perustuvaa konservatiivista mallia. Sosiaalidemokraatit haluavatkin olla etunenässä tässä taistelussa ja saada nimenomaan myöskin äh, <clears throat> palkkatasa-arvokysymyksen raiteille Euroopan tasolla. Muito obrigado. Un um minuto Kiitos. Seuraava äh, puhuja, Lasse äh, Milbarde. Good evening, commissioner Kiitos puheenjohtaja, hyvää iltaa komissio ja sen kollegat. On valitettavaa, että ei pelkästään EU-naiset ansaita melkein viidenneksi vähemmän kuin miehet, mutta myös, että palkkaero on kasvanut, tai vähentynyt siis viimeisen seitsemän vuoden aikana vain prosentilla. Ja tietysti EU-ssa naisilla on keskimäärin parempi koulutus, niin ja asemassa on kuitenkin enemmän miehiä yrityksissä. Tarvitsemme muun muassa palkka tasa-arvoa ammattien välillä. Tietysti tilanne voi olla aika hyvä verrattuna johonkin maihin, kuten Tunisia, mutta tarvitsemme IT-alalla enemmän naisia, mutta tarvitsemme myös enemmän miehiä kulttuurin työntekijöiksi, kuraattoreiksi, opettajiksi, kirjastohoitajiksi. Nehän, sehän on usein pienempi palkka. Tietysti ammattielämän perhe-elämän parempi tasapainottaminen voisi rohkaista naisia ottamaan vastaan työpaikkoja, jossa tarvitaan pitkiä työpaikkoja. Meidän täytyisi politiikan tekijänä pitää mielessä, että ne ammattialat, kuten sihteerit, joissa paljon naisia ovat haavoittuvammassa asemassa kuin työ, teolliset työpaikat, joissa on enemmän miehiä. Täytyy tunnustaa, että palkkaero on monitahoinen asia ja vain yhteistyöllä ja kattavalla lähestymistavalla voimme päästä lähemmäksi tämän epätasarvoisen tilanteen ratkaisua. Kiitokset. Seuraava äh, puhuja, edustaja Glavak. Minuutti. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Arvon kollegat, neljäs marraskuuta 2019 päivästä eteenpäin naiset tekivät ilmaiseksi työtä viime vuonna palkatta. Tuosta päivästä eteenpäin naiset eivät tienanneet enää suhteessa siihen, mitä miehet ansaitsevan, ansaitsevat. Kroatiassa palkkakuilu on vähemmän pienempi, 13 prosenttia, mutta verrattuna miehiin naiset tekevät siitä huolimatta kaksi kuukautta joka vuosi palkatta työtä – Useimmiten naiset ovat paremmin koulutettuja siitä huolimatta he saavat huonompaa palkkaa. Tietystikin tämä johtaa myöskin pienempiin eläkkeisiin. Usein naiset joutuvat muutenkin syrjinnän kohteeksi ja he ovat taloudellisesti riippuvaisia kumppanistaan, puolisostaan. Olemme kuulleet hyvin paljon puhuttavan lasikatosta. Naiset eivät ole useinkaan johtotehtävissä Kyse on McKinsey-instituutin raportista, jonka mukaan vuoteen 2020 mennessä 1,2 miljardia dollaria olisi maailmanlaajuinen PKT, mikäli naisilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet. Haluaisin kiittää miespuolisia kollegoitani siitä, että he ovat myötä vaikuttaneet asioiden edistämiseen. Kiitos. Kiitos vielä äh, äh, minuutti edustaja Robert Pietrolle. Pani komissaari. Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Tasa-arvon periaate miesten ja naisten palkoissa on toiminut jo vuodesta 1957 lähtien. 66 vuotta naisten on täytynyt odottaa, että periaate alkaisi toimia. Ja edelleen valitettavasti odottavat. Jos emme saa aikaan kunnollista sääntelyä, niin kaikkien tutkimusten mukaan palkkatasa-arvo miesten ja naisten välillä tapahtuu 257 vuoden päästä. 2273. Kukaan meistä hän ei enää silloin elä. Sen vuoksi, hyvä komission jäsen, haluaisin julistaa tältä paikalta, että yhtä päättäväisesti päättäväinen kuin te. On täällä moni mies, jotka yhdessä kaikkien täällä puhuneiden naisten kanssa haluavat päästä eroon, murtaa tämän lasikaton, joka erottaa naiset tasa-arvosta. Kaikkea hyvää teille, hyvää uutta vuotta komission jäsen. Kiitokset. Nyt saimme päätökseen normaalit eh, puheenvuorot ja sen eh, jälkeen siirrymme käsiaimenettelyyn. Emme voi kuitenkaan eh, antaa kaikille puheenvuoroa. Teemme jaon oikeudenmukaisesti eri poliittisten ryhmien välillä. Ja ne, jotka jo saivat puheenvuoroja, eivät sitä enää saa. Ensimmäisenä Henna Virkkunen, minuutti.

Seuraava puhuja on Margarita Mars, minuutti. Obrigada, presidente. Puhemies, haluaisin aivan aluksi esittää kiitokset komissaarille äh, hänen esityksestään äh, ja erityisesti äh, siitä, että hän selkeästi toi esimerkiksi Euroopan komission aloitteet. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Me luotamme teidän mandaattinne. Ei nimittäin ole riittävää, että annetaan ainoastaan lupauksia. On äärimmäisen tärkeää toimia sillä tavoin, että komissio tukee koko työtä ja käyttää kaiken tai voit, tekee kaiken voitavansa myöskin vaikuttaakseen jäsenmaiden toimintoihin ja käytäntöihin. Tämä on asia, joka on ulottuvuudeltaan globaali. Se kattaa kaikki ulottuvuudet ja haluaisinkin muistuttaa teitä siitä täällä, että jos 16 prosentin palkkaero naisten ja miesten välillä edelleenkin on täyttä totta, sillä on valtava vaikutus naisten ja miesten tulevaisuuden, ajatellen erityisesti eläkeikää. Muito obrigado. Kiitokset. Puheenvuoro on nyt Rakanes Potofilla. Minuutti. Equal pay for equal work. This is what... Sama samasta syöstä. Tätä ajattelemme, kun kuulemme palkkaerosta tasa sukupuolten välillä, mutta nyt tilastot osoittavat, että lisäksi naiset joutuvat ammatteihin, joissa on pienempi palkka rohkaisemme naisia menemään töihin, mutta teemmekö tarpeeksi varmistaaksemme, että heillä on laadukkaita vaihtoehtoja? He ovat edelleen, on edelleen opettajia, jotka sanovat lapsille, että pojat ovat taipuva, taipuvaisempia teknistieteellisiin aloihin. Edelleen nähdään, että tytöille sanotaan, että herkkiä kukkasia pojille, että ovat sankareita. sukupuoliroolit, jotka rajoittavat sekä miehiä että naisia, ovat ongelma. Täytyy ryhtyä toimiin, täytyy tehdä jotain, että tällainen ajattelutapa häviää koulutuksesta. Ei riitä julistukset, nyt tarvitaan todellisia toimia, todellisia ohjelmia. Kiitos. Seuraavaksi äh, puheenvuoro Liina Kaines Osilla, minuutti. Eh, gracias. Kiitos puhemies. Palkkaero ei ole mitenkään vanha asia eikä myöskään uusi, niin kuin täällä on jo todettu, tänään se on äärimmäisen vakava taloudellinen ja sosiaalista epätasaparvoa esiintuova ongelma. 16 prosenttia alhaisemmat palkat ovat edelleenkin totta, vaikka kyse on monesti nuorista, jotka ovat esimerkiksi yliopisto opintoja äh, suorittaneet. Äh, avoin, äh, avoimuus, jota uudessa direktiivissä peräänkuulutetaan, on varmasti enemmän kuin tervetullut, varsinkin jos ajattelemme digitaalista tulevaisuutta. Nimenomaan teknologia on, on se ala, jossa epätasapaino vallitsee räikeästi ja sen vuoksi naisten määrä onkin vähenemässä tällä alalla. Jopa 17 prosenttia vähennystä on tapahtunut. Me tarvitsemme nyt konkreettisia toimia tämän linjan muuttamiseksi ja myöskin hyvin laajasti kattavia toimia. Ja nyt haluaisinkin kysyä, minkälaisia toimia käytännössä aiotaan toteuttaa, jotta tämä ero saataisiin kurottua umpeen. Agora, un um minuto para a intervenção da nossa... Seuraavaksi puhuu Katrina Koneta, minuutti. pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Kiitos puhemies. Palkkaero on mielestäni yksi suurimmista ongelmista EU:ssa. Se on ongelma myös jäsenvaltiossa, niiden yrityksissä. Tsekin tasavallassa esimerkiksi palkkaero on toiseksi suurin EU:ssa. Sen vuoksi on, on vaikea olla eläkkeellä naisena tai yksinhuoltajana. Tämä tilanne vaikuttaa sekä työelämän aikana että eläkkeellä. Keskimäärin naisten täytyy samaan eläkkeeseen tehdä enemmän kaksi ja puoli kuukautta töitä sillä ei ole kuitenkaan mitään rationaalista perustelua. Jos Euroopan parlamentti haluaa äh, taistella kansalaisten oikeuksien puolesta, niin sen täytyy selkeästi puhua palkkatasarvon puolesta. Kiitos ja vielä viimeinen äh, äh, puheenvuoro Isabel Kavajatsu. Puhemies, komissaari, me eh, saimme eh, kuulla tällä eh, täysistunnossa epätasapainoisesta tilanteesta, joka valvitsee edelleenkin yhteiskunnissamme. Ja tämä koskee ei pelkästään työelämää, vaan myöskin kotityötä ja esimerkiksi naisten pääsyä parempipalkkaisiin töihin. Tämän lisäksi eh, kuitenkin meidän on tarkasteltava asia myöskin eettisesti. Meidän on eh, toimittava nyt sosiaalisesti keske, kestävällä tavalla ja myöskin eettisesti eh, kestävällä tavalla. Tämän on oltava meillä nyt aivan etunenässä se, että siitä huolimatta, että tytöillä ja naisilla on jatkuvasti yhä parempi ja parempi eh, koulutustaso, eh, palkat rahavat perässä. Myöskin maatalouden piirissä eh, sama periaate toistuu. Emme voi hyväksyä tätä tilannetta ja siksi me tarvitsemmekin selkeän strategian, jotta näistä ongelmista päästäisiin eroon. Tämä koskee kaikkia kansalaisia Joo, kaikkia ongelmia, joita tämä asian piiristä löytyy. Kiitokset nyt näistä kaikista puheenvuoroista. Ja annan puheenvuoron vielä lopuksi komissaarille Vahelena Dali. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Olen kiitollinen siitä antaumuksesta ja tuesta, jota Euroopan parlamentti on osoittanut tämän asian edistämiseksi, joten kiitos teille kaikille eri erittäin arvokkaista puheenvuoroista. Komissio toimii tosiasioiden pohjalta. Me toimimme tosiasioihin nojautuen ja tosiasia on, että naiset saavat vähemmän palkkaa kuin miehet. Joten voinen lisätä, että yhtä lailla on tosiasia, että komissio tulee toimimaan tämän tosiasian pohjalta. Haluaisin päättää tämän keskustelun muistuttamalla mieliin sen, että sen lisäksi, että komissio on luvannut toimia sukupuolten välisen palkkakuilun poistamiseksi ja palkkaavoimuuden lisäämiseksi, on olemassa muitakin seikkoja, jotka vaikuttavat siihen, että naiset eivät voi toteuttaa koko potentiaaliaan työmarkkinoilla, eivätkä saa yhtä lailla palkkaa kuin miehet. Nyt on olemassa uusi sukupuolten tasa-arvostrategia, joka tulee puuttumaan kaikkiin muihinkin oheisseikkoihin, joita mainittiin myös tässä komission puheenjohtajana poliittisia suuntaviivoja esittelevässä puheenvuorossa. Me aiemme taistella väkivaltaa vastaan, joka kohdistuu naisiin mukaan luottuna verkkovälitteiseen väkivaltaan tullaan puuttumaan. Tiedämme, että näiden välillä on korrelaatio naisten taloudellinen riippuvuus ja se, että he ovat kaltoinkohtelun kohteena ja että pysyvät tällaisessa väkivaltaisessa suhteessa mukana. Näiden sen välillä on yhteys. Palkka eroilla on muitakin seuraamuksia, tämän tyyppisiä seuraamuksia. Mikäli tähän suureen ongelmaan ei puututa, tämä vaikuttaa kaikkiin muuhunkin. Haluamme sukupuolten tasapainon toteutava myöskin yritysten johdossa ja työelämän ja perheelämän yhteensovittaminen ja naisten ja miesten elintason ja tasa-arvon ja muillakin elämän osalla täytyy saada toteutumaan. Ja silloin kun puututaan yhteiskunnan suuriin haasteisiin, täytyy muistaa sukupuolten tasapaino. Esimerkiksi ilmastonmuutos ja digitalisaatio tällaisia kysymyksiä. Komissio tulee valvomaan sitä, kuinka työelämän ja perheelämän yhteensovittamista koskevan direktiiviä pistetään jäsenvaltiossa täytäntöön. Perheenvapaat ja joustavat työjärjestelyt, niitä edistetään erityisestikin miesten kohdalla. Lisäksi hoivatyö pitäisi saada paremmin jaettua sukupuolten välillä, koska tämäkin pienentäisi sukupuolten välistä palkkakoilua. Kuten näette, nämä kaikki asiat liittyvät toisiinsa. Kyse myöskin siitä, että naisten täytyy voida toteuttaa koko potentiaalian työmarkkinoilla mukaan luettuna taloudellista potentiaalia. Tämä poistaisi sen, että naiset hakeutuvat matalapalkka-aloille ja matalapalkkatehtäviin yritysten sisällä poliittisissa suuntaviivoissa, jotka uusi komissio antoi. Se totesi, että se pyrkii parantamaan naisten asemaa myöskin silloin, kun on kyse päätöksen tekotasosta. Me tulemme tekemään ankarasti töitä yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, jotta direktiivin täytäntöönpano saadaan edistymään silloin, kun on kyse naisten asemasta yritysten johtokunnissa. Yhdessä parlamentin tuella me voimme varmistaa sen, että sukupuolten välinen palkkakuilu jää historiaan. Kiitos. Obrigado. Obrigado. Kiitos eh, komissaarin eh, eh, läsnäolostanne sekä myöskin puheenvuorostanne. Tämä asia no, saatiin nyt käsitellyksi ja äänestys järjestetään vasta ulkulla. Nyt sitten eteenpäin päivän esityslistalla, jossa seuraavana kohtana on komission hanke Asunto ensin, hanke kiireellisenä toiminnan asunnottomien tilanteeseen puuttumiseksi Euroopassa. Ensimmäiseksi annamme puheenvuoron Euroopan komissa, komissiolle herra Nikolas Smith on komission puolesta puhuva komissaari nyt. monsieur le président puhemies, arvoisat naiset ja herrat ja hyvät edustajat. Aivan aluksi eh, haluaisin esittää kiitokset Euroopan parlamenttia siitä, että tämä keskustelu eh, järjestetään. Tämä keskustelu nimittäin eh, pureutuu eräiseen keskeisimmistä ja suurimmista ongelmista, joka liittyy kurjuuteen ja syrjäytymiseen. Asunnottomien määrä kasvaa kasvamista Euroopassa Tähän, kyllä, tämä huomaa väkisinkin ainoastaan, jos kävelee Euroopan kaupungeissa. Se, että saa asua turvallisessa ympäristössä ja omassa asunnossa on suorastaan ihmisoikeus. Asunnottomien tilanne on valtava haaste monissa Euroopan maissa. Ei ole olemassa virallisia vertailukelpoisia lukuja näistä ongelmista, mutta joitakin lukuja meillä kuitenkin on olemassa ja ne antavat äh, suuntaa äh, siitä, äh, että asunnottomien määrä on jatkuvasti kasvamassa Euroopan unionin jäsenmaissa. On puhuttu kolmesta miljoonasta asunnottomasta ja joka yö yli 400 000 ihmistä nukkuu ulkona Tämä on siis jokapäiväinen ongelma, johon törmäämme. Ongelmat monimutkaistuvat ja, ja vaikuttavat myöskin asuntopolitiikkaan suorastaan, suoraan. Mutta kuitenkaan asunnottomien ongelmat eivät ole ongelmien keskiössä. Ihmiset, jotka joutuvat asunnottomiksi, he ovat muutoinkin usein haavoittuvassa tilassa, vammaisia ja myöskin monesti maahanmuuttajia. Sosiaalinen asuminen voisi olla tilanteen parantamiseksi avain, ratkaisun avain. Tässä hengessä, kun mietinkin markkinoiden valvontaa ja myöskin sosiaalisten asumusten tarjoamista voisimme löytää ratkaisuja. Ja jollei asunnottomia auteta, on selvää, että myöskin hinnat ryöstäytyvät käsistä. Asuntokysymykset ja niiden puute liittyy luonnollisesti myöskin investointeihin. Eurooppalainen sosiaalinen infrastruktuuri on asia, jota tarkasteltiin viimeksi vuonna 2008 ja luvut edustavat jopa 57 miljardia Euroopan unionin alueella. On housing, which is often a local competence toimivalta on usein jäsenvaltiossa paikallisella tasolla asuntoasioissa. Sosiaalinen asuntotuotanto ja kodittomuus ovat tärkeällä osalla sosiaalipolitiikan toimintaohjelmassa. Perusoikeuskirja EU:ssa säätää, että EU tunnustaa ja kunnioittaa oikeuden sosiaalisen asumiseen ja asumistukeen, jotta voidaan varmistaa, että on tukea kaikille niille, joilla on vähän riittämättömästi voimavaroja. EUn ja <clears throat> kansallisella ja käytäntöjen mukaisesti. Sosiaalisten oikeuksien pilarissa on periaate, joka liittyy asumiseen ja asumisen tukemiseen. Se on selkeä poliittinen viesti siitä merkityksestä, joka EU:ssa annetaan kodittomuudelle. Sosiaalisten oikeuksien pilari asettaa riman korkealle tukemalla asunnottomien kuntouttamista yhteiskuntaan niin, että varmistetaan sosiaalipalvelut. Nyt komissio lähtee laajaan kuulemiseen sosiaalisen pilarin toteuttamisesta kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. EUn roolina on tehdä kaikkien hallintotasien kanssa yhteistyötä kansalaisten hyväksi. Ja asuntoasian pitäisi olla tämän prosessin keskiössä myös periaate 19 pilarissa on ESF Plus ja EAKRn painopisteissä uudessa monivuotisessa rahoituskehyksessä investoinneissa. Integroitu lähestymistapa asumiseen, pitä, siihen pitäisi liittää temaattisia aloja, joita ESF Plusasta voidaan tukea. Sosiaalisen infrastruktuurin saadaan enemmän vakuuksia ja käytetään tulevaa rahoitusvälinettä näin paremmin investointeihin. Strategisten investointien rahasto on jo tärkeässä asemassa. Se rahoittaa laaja-alaisesti sosiaalisen infrastruktuurin hankkeita, mukaan lukien edullisen sosiaalisen asumisen hankkeita. Ohjausjakson kautta komissio antaa jäsenvaltiolle toimintapoliittista tukea ja ohjeita siitä, miten voidaan suunnitella tehokasta kansallista politiikkaa, jolla pyritään varmistamaan se, että saadaan edullista sosiaalista asuntotuotantoa painostamalla eh, kysyntään puuttumista, asuntomarkkinoiden toiminnan parantamista, makrotodollisia epätasapainopiloja ja sosiaalista asuntotuotantoa. Asunnottomuuden, eh, asunnottomuusongelma täytyy ottaa täysin huomioon toimintapolitiikan tasolla, kun köyhyyttä torjutaan. Komissio on osoittanut valmiutensa tukea jäsenvaltioita aina kun mahdollista asunnottomuuden juurimisessa. Hyvä esimerkki on integroitu asuntolähestymistapa. Siihen kuuluu myös asunto ensilähestymistapa, jossa asunnon tarjoamiseen liitetään palveluita. Voimaan otetaan äh, asunnottomia, annetaan vakaat elinolosuhteet ja estetään asunnottomuuden toistuminen. Näillä käytössä olevilla välineillä komissio mahdollistaa hyvien käytäntöjen vaihtamisen ja sen, että jäsenvaltiot oppivat toisiltaan. Komissio tukee myös suoraan FY Fiansa Euroopan tasoista verkostoa, jossa on kansainvälisiä järjestöjä, jotka keskittyvät juuri asunnottomuuden torjuntaan. Siellä toteutetaan paikallisen tason konkreettisia hankkeita ja se on saanut melkein 5 miljoonan arvosta eh, takuita Euroopan unionin komissiolta. Kiitos arvoisa komissaari. Käynnistämme nyt puheenvuorot, joista ensimmäisenä puheenvuoron käyttää Denis Ratke, puolitoista minuuttia. Ja, herr president. Kiitos puhemies, arvon komission jäsen, arvon kollegat. Voin jo nyt kuulla mielessäni kysymyksiä, miksi te puhutte tällaisiin asioihin, joihin teillä ei ole toimivaltaa, niin saattaa hyvinkin olla, että meillä ei ole valtaoikeuksia kysymyksissä, mutta minä katson, että yhä kasvava kodittomuus Euroopassa ja erityisesti erittäin jännittynyt tilanne asuntomarkkinoilla edellyttävät sitä, että parlamentin täytyy keskustella tästä asiasta mikäli parlamentti jättäisi huomaamatta tällaisen kehityksen Euroopassa, niin hyvät kollegat, emme olisi tämän parlamentin arvon ansaneita. Kun tarkastellaan suuria asuskeskuksia, siellä vuokrat nousevat niin nopeasti asuntoja poistomarkkinoilta, energiakustannukset kasvavat ja Saksassa tämä johtanut siihen, että 400 000 kotia on ilman sähköä ja 17 miljoonaa kotitaloutta yhteensä Euroopassa on asuntoja, joita ei voida kunnolla lämmittää tai ei ole varaa lämmittää. Lisäksi tilanne muutenkin kärjestynyt. Siksi meidän täytyy keskustella tästä asiasta ja suoraan sanottuna meidän pitäisi myöskin tarkastella Airbnb-toimintaa ja epäreilua kilpailuetua, joka joillakin hotelleilla ja majataloilla on. Ja tämän tyyppistä kehitystä muutenkin. Lisäksi täytyy keskustella siitä, että tänä päivänä meillä ei vieläkään ole yhtenäistä välinettä, jolla voidaan puuttua kodittomuuteen Euroopassa, tai edes arvioida sitä. Kaikki nämä asioita, joihin täytyy nopeasti tarttua, ne täytyy nopeasti ratkaista. Tätä varten tarvitsemme poliittisen keskustelun ja sen lisäksi myöskin nuorten saattaa huomioon, jotta he pääsevät asuntoketjun päästä kiinni, jotta he eivät sitten joudu tällaiseen tilanteeseen. Meidän täytyy tarttua tähän. Kiitos. Seuraava puhuja, edustaja Agnes Jongerius. Kiitos puhemies. Alonkomaissa puuttuu 300 000 asuntoa Minun kotikaupunkini Ytrehtin, maan neljäksi suurimman kaupungin asukkaiden verran puuttuu asuntoja. Lisäksi asun, huokeiden asuntojen pula on huutava. Pääsin ensiasunnon hankkijoilla vuokrasektori on hankala yhtä lailla kuin omien asuntojen ostaminen on hankalaa, kun pyrkii pääsemään asuntomarkkinoille ensimmäistä kertaa mukaan. Nyt pitäisi ihmisten ansaita valtavia summia voidakseen äh, maksaa asunnon. Ja myöskin sosiaaliasunto joutuu odottamaan minun kaupungissa joskus jopa kymmenen vuotta. Tämän lisäksi alkomaissa, rikkaassa maassa on suuri määrä asunnottomia. Asunnottomia määrä 40 vuodessa on kaksinkertaistunut. Nyt äh, vetoisin Housing for All-aloitteen puolesta. Kaikissa Euroopan toimielimissä ja varsinkin komissiossa pitäisi paneutua siihen, kuinka saadaan ihmisiä huokeita asuntoja. Vetoisi myöskin komissioon, jotta luotaisiin eurooppalainen suunnitelma pelkästään korittomuuden vastaista taistelua varten. Myöskin pitäisi varmistaa, että kaikki Euroopan kansalaiset saisivat huokeahintaisen asunnon kun on katon päälle, päänsä päälle. Kiitokset. Seuraavaksi äh, kaksi minuuttia äh, edustaja Dragos Pisarulle. Thank you, Chairman. I will speak in Romanian. <clears throat> Kiitos puhemies. Puhun romania. Kiitokset. Euroopassa on 700 000 äh, henkilöä, jotka viettävät yönsä <clears throat> ulkosalla. Euroopan unionissa on kuitenkin ihmisiä, jotka äh, yrittävät äh, parantaa äh, tilannetta. Yksi neljästä köyhyydessä elävistä eurooppalaisista asuu ylikuormitetuissa ja, ja li, asunnoista. Tämä on asunnoissa ja tämä on ilmiö, joka on jo pitkään jatkunut. Usein Kyse on lapsiperheistä. Jopa 70 prosenttia näistä tapauksista on lapsiperheitä. 17 prosenttia kaiken kaikkiaan kaikista ihmisistä Euroopan unionissa elää epäsopivissa asuinoloissa. Ajatellaan nyt vaikkapa Suomea, Portugalia ja muita maita, joista on olemassa prosenttiluvut ja, ja tilastotiedot. Romaniassa äh, ei ole vastaavaa äh, tilannetta, koska tilasto ei ole, mutta joka tapauksessa äh, terveysongelmat kasautuvat ja, ja ongelmat kasvavat. Me tarvitsemme sopivat asunnot kaikille eurooppalaisille. Ja tähän on löydetty merkittävä ratkaisu. Siksi peräänkuulutankin Euroopan komissiolta tukea aloitteelle ja myöskin investointeja tarvitaan, koska niillä on mahdollisuus vaikuttaa myöskin kansallisten ja paikallisten hankkeiden rinnalla tilanteen parantamiseksi. Asunnottomien ongelma on ratkaistava ja se edellyttää eurooppalaista yhteistyötä ja myöskin politiikkaa tällä saralla. Kiitos. Seuraava puhuja Katrin Laagensiippen. Minuutti. Ja, auch ich werde Deutsch sprechen. Niin, minäkin puhun saksaa, kiitos puhemies. Kaikki tarvitsevat kodin. Asuminen on ihmisoikeus jos tämä evätään, niin se tarkoittaa ihmiselle sitä, että häneltä ryöstetään mahdollisuus osallistua aktiivisesti yhteiskunnan toimintaan. Siis jos EU haluaa toimia omien periaatteensa mukaisesti, niin se täytyy asettaa vihdoin selkeä tavoite, että 2030 mennessä asunnottomuus lopetetaan. Asunnottomuudesta eroon pääseminen on kyse poliittisesta tahdosta Tämän on soittanut Suomi asunto ensistrategiallaan. Tämä on ajattelutavan muutos siitä, miten asunnottomia kohdellaan, miten heidän nähdään. Asunnottomuus ei ole koskaan pelkästään itse aiheutettua. Saksassa on satoja tuhansia ihmisiä asunnottomana Suomessa tuskin ketään. 2030 agenda jotta se voidaan toteuttaa, jotta voidaan painostaa jäsenvaltiota, niin komission täytyy Ähm, neuvotella kansallisesta strategiasta äh, asunnottomuudessa. Tarvitsemme EU-kehyksen äh, ja suositukset äh, aloitteellisista ja ennaltaehkäisevistä toimista. Ja tähän tavoitteena asetetteluun voidaan liittää eurooppalainen ohjausjakso. Kiitokset. Seuraavaksi puheenvuoro saa François Jamet. Minuutti. Oui, monsieur le président, mes puhemies, arvoisat äh, kollegat, äh, on taisteltava köyhyyttä äh, vastaan ja myöskin asunnutta, mutta vastaan 12 miljoonaa ihmistä kärsii tästä ongelmista. Euroopan unioni on kuitenkin valitettavasti monissa jäsenmaissa pahentanut tilannetta, nimittäin jo kymmenen vuotta harjoitettu vyönkiristyspolitiikka, eli te olette te Äh, vaikeuttaneet tilannetta nimenomaan sillä, että äh, liberalismia on kasvatettu äärimmäisyyteen ja köyhyys on kasvanut. Meidän mielestämme äh, meidän on löydettävä ratkaisu ja laillinen ratkaisu nimenomaan kansallisella tasolla tämä ongelma ratkaisemiseksi. Tällä todettiinkin, että kyse ei ole <clears throat> toimivaltuuksiin, EUn toimivaltuuksiin liittyvistä ongelmasta, joten on löydettävä ratkaisu, joka pätee myöskin käytännössä. Kiitokset. Seuraava puhuja Elżbieta Rafalska, minuutti. Panie komissio jäsen. Asunnottomuusongelma on erityisen monimutkainen ongelma. Se on yhteiskuntapoliittinen ongelma, jonka ei pidä liittyä pelkästään sosiaaliapuun. Ennen kaikkea ennaltaehkäisy on tärkeää, jossa ei anneta tulla sellainen tilanne, että asunnottomuutta esiintyy. Te puhuitte siitä, että mm, täytyy saada aikaan palveluja asunnottomille. Allekirjoitan tämän teesin, mutta täytyy tarkastella myös sitä, että mitkä ovat kodittomuuden syyt. Syiden joukossa on myös vaikea perhetilanne, riippuvuudet, häädöt ja niin edelleen. Asunnottomuus lisääntyy Euroopassa. Puolassa on tehty tutkimuksia asunnottomuudesta ja viimeisen kahden vuoden aikana asunnottomuus on vähentynyt 9 prosenttia, joten tukivälineiden aikaansaaminen työmarkkinoilla on tärkeää. Tietysti asuntomarkkinoidenkin tilanne on tärkeää. Myöskin hallituksen tuki äh, asianmukaisen toimintapolitiikan aikaansaaminen voi auttaa siinä, että saadaan aikaan edullisia asuntoja. Kiitos. Seuraava puhuja Leila Schäuble. Minuutti. Chers collègues, 700 000 Arvoisat kollegat, 700 000 eh, ihmistä nukkuu kaduilla Euroopassa joka yö. Eh, asunnottomien määrä kasvaa kasvamista eh, ja, ja riski joutua siihen on entistä suurempi. Asunnot maastavat, kasvavat, asuntojen hinnat kasvavat ja, ja sosiaalisten asumisten, asuntojen tarjoaminen on äärimmäisen tärkeää. Meillä on kuitenkin perusoikeus kirja ja siitä huolimatta tilannetta ei ole vielä parannettu. Miksi ihmisiä, jotka investoivat sosiaalisiin asuntoihin, rangaistaan? Asuminen ei kuitenkaan ole kauppatavaraa. Jos olette samaa mieltä kanssani, niin tuokaa se esiin, todistakaa se ja investoikaa kolmella prosentilla sosiaaliseen asumiseen on hienoa unelmoida, mutta on kuitenkin tiedettävä, missä unensa viettää ja missä nukkuu. Seuraava puhuja, herra Kostas Papadakis, minuutti. Kiitos puhemies. Housing First aloite, joka sai alkunsa Yhdysvalloista, ei ole mikään uusi asia, eikö se ole koskaan auttanut ongelmien ratkaisussa. Se on auttanut vain muutamaa sataa koditonta niistä miljoonista, jotka Euroopassa saavat surkeaa palkkaa, eikä heillä ole varaa kunnalliseen asuntoon Airbnb-ilpiön vuoksi ja siksi, että asuntot hirvittävän kalliita. Eurooppa tässä nyt itkee krokotiilin kyyneleitä samaan aikaan kuin tarkastellaan samaan aikaan, kun se ryhtyy Kreikan neljänteen bailout hankkeeseen. Hallitus on joutunut myymään muun muassa monia asuntoja. Meillä on ollut pääomittamisen kanssa ongelmia, kun on ollut kyse järjestämättömistä lainoista. Tavalliset kansalaiset ovat joutuneet maksamaan tästä kaikesta. Mielenosoitukset näitä huutokauppoja varten ovat kiellettyjä. Nyt ihmisten koteja huutokaupataan ja pankkitilejä takavarikoidaan, pankkitieltä takavarikoidaan rahaa. Ainoastaan keskusjohtoinen sosialisti järjestelmä, sosialismiin perustuva järjestelmä voisi varmistaa sen, että ihmisillä olisi kunnollinen asunto. Ehm. Kiitos. Ehm, Rova Padokis, teille on osoitettu sinne kortti. Ehm. Edustaja Katko. Hyväksyttekö tuon sinisen kortin? Teillä on puoli minuuttia aikaa, olkaa hyvä. Sehr interessieren, Memme, ist das nicht gleichgültig, was Sie hier... Minä kiinnostaisi eräs asia. Kun tilanne työmarkkinoilla ja työttömyys tai asunnottomien tilanne on teidän mielestänne selittävä sillä tavalla, mitä te esitätte, niin, niin miten on sitten mahdollista, että niissä maissa, jotka eivät ole joutuneet Troikan toimien kohteeksi ja joissa on ryhdytty säästötoimiin, niin miten näissäkin maissa on sama tilanne kuin se, minkä te esititte? Miten tämä on mahdollista? Ja Papadakis. Ja vuoro teillä, herra Papadakis. Πάνω aftes αυτές τις opos όπως Ελλάδα, που είναι ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση όλα yksi lisäsyy maassa, kuten Kreikka. Tämä toiveellista, joka täällä ilmaistiin, ja varoitus siitä, mitä tapahtuu asunnottomille, on sitäkin relevantimpi. EU on ehdottanut näitä toimia työntekijöiden intressiä vastaan ja näin on jouduttu huutokauppaamaan omaisuutta Kreikassa. Tavoitteena on suuret määrät koteja 2001 vuoteen mennessä. Tämä on EUn toimintapolitiikkaa näissä maissa ja muissa maissa myös. Kiitos. Seuraava puhuja Cindy Fransen, minuutti. Kiitos paljon puhemies, komission jäsen. Asunnottomuus on asia, jota me hyväksyä. 7000 ihmistä on ilman asuntoa. Housing First ottaa huomioon ihmisten moninaiset ongelmat ja tarvitse heille asuntoa. Tämä lähestymistapa toimii. Monet asunnottomat ovat joutuneet hankalan asuntotilanteen uhreiksi. Heillä on terveysongelmia, psyykkisiä ja taloudellisia ongelmia, jotta voivat päästä näistä ongelmista yli ja että he voivat päästä työmarkkinoille. Asunto on tärkeä. Asunnottomuus, kodittomuus on erittäin tärkeä ongelma ja myöskin terveys täytyy saada kuntoon ja myöskin lapsitakuu täytyy saada toimimaan silloin, kun on kyse korittamoista. Kodittomien ongelmat ovat monitahoisia. Siirretään monitahoista lähestymistapaa heidän tilanteensa korjaamiseksi. Toiminta täytyy ryhtyä hyvin nopeasti. Me tarvitsemme erittäin kunnianhimoisen suunnitelman. Kiitos seuraava puhuja. Amara Bisar. Niin, puhemies, kiitokset tänä kylmänä äh, yönä, äh, kun käymme tätä keskustelua 700 000 eurooppalaista äh, nukkuu kaduilla. Tämä on ongelma kaikissa Euroopan unionin jäsenmaissa. Tähän on löydettävä nyt vastaus. Tämä liittyy sosiaalisiin kysymyksiin, psykologisiin ongelmiin ja muihin. Ja siksi me tarvitsemme integroitua lähetymistapaa ja sen on tapahduttava nopeasti. Meidän on saatava Euroopan komissiolta vastaukset esimerkiksi lapsikysymykseen, köyhyyskysymyksiin ja muihin Euroopan unioni tarvitsee suunnitelmaa ja hanketta, jonka puitteissa näitä kunnianhimoisia lupauksia voitaisiin toteuttaa kaupungeissa ja kunnissa. Emme me voi hyväksyä sitä, että Euroopan unionissa on näin paljon ihmisiä, jotka ovat syrjäytyneitä ja joutuvat elämään asunnottomina. Muito obrigado. Kiitos. Seuraava puhuja Veronique Trier-Lenoir, minuutti. Merci, monsieur le président. Je vais... Kiitos puhemies. Puhun ranskaksi. Asunto. Kysymys on äärimmäisen eh, kiireellinen, myöskin kansanterveyteen liittyvä eh, kysymys. Ihmiset, jotka joutuvat asumaan kadulla, elävät keskimäärin 30 vuotta lyhyemmän elämän kuin muut. Riskejä liittyy tilanteeseen ja myöskin sairaudet leviävät. Viralliset tilastot tuovat eh, esiin. Esimerkiksi Messa du Monde-järjestön laatima raportti tuo tämän varsin selkeästi esiin. Millä tavoin Euroopan komissio aikoo puuttua kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien tilanteeseen, erityisesti terveyden osalta? Eurooppalainen sosiaalisten oikeuksien pilari on asia, joka on nyt konkreettisesti myöskin toteutettava – Kukaan ei saa jäädä äh, syrjään, erityisesti kun puhumme äh, äh, terveydestä, joka on meille kaikille äärimmäisen välttämätöntä. Kiitos. Kim van Sparentak, seuraava puhuja, minuutti. Thank you. Currently every... Kiitos. Tällä hetkellä kaikkialla Euroopassa asuntokriisi on muuttunut näkyvämmäksi vuokralaisten liikehdintä on lisääntynyt ja on törötty radikaalinkin toimeihin huokeiraisuuden varmistamiseksi. Euroopan unionissa kodittomien määrä on kaksinkertaistunut tällä Siihen ei ole niin paljon huomiota. Kasa kodittomuus on johtanut siihen, että epäonnistunut säästöpolitiikka on johtunut, johtanut ihmiset ahtalle. Kaikkien haavoittavaisimmat ensimmäisenä saavat tuntea kaiken tällaisen nahoissaan Ensin menet, heillä varaa energiaan, sitten he menettävät kotinsa. Nyt pitäisi nopeasti ryhtyä toimintaan osoitta vastaan. Korittomuuden kriminalisointi ei ole ratkaisu, ja tämä kammottava käytäntö täytyy saada loppumaan. Toiseksi täytyy varmistaa, että kun tartutaan köy- asuntottomuuteen, otetaan huomioon myöskin lapset takuu, että lapset eivät ole köyhyyden kierteissä. Lisäksi pitäisi olla enemmän varoja Housing First-ohjelmia varten kun ihmisillä annetaan katto pään päälle, he voivat lopettaa taistelun henkiin jäämisen puolesta ja he voivat aloittaa elämisen. Kiitos. Puheenvuoro on seuraavaksi Kyllä Raidilla minuutti. Puhemieskomissio on kovin kiitollinen teille tässä jälkeen, kun te olette julistanut, että asunnottomuus tulee esityslistalle, niin lopultakin nyt puhumme tästä tärkeästä asiasta. Viimeiset kolme vuotta olen ollut usein tavannut asunnottomia Ruurin alueella. Ja nyt kuuden kuukauden ajan olen huolehtinut asunnottomista Brysselissä ja Strasbourgissakin. Ja voin sanoa teille, että se mitä olen kokenut on kauheaa voi käyttää tätä kaikkia lähtemäkierrokselle Niin Esimerkiksi Strasbourgin siltojen alle. Siellä ei ole mitään romantiikkaa. Voin taata sen teille. Siellä on hätää ja kurjuutta. Euroopassa meillä on humanitaarinen katastrofi. Kolme miljoonaa ihmistä. Asunnottomuus on vuosituhantemme rutto. Eikä niin, ettei siihen olisi keinoja. Me kiellämme tämän valtavan ongelman. Olen kokenut, että että asunnottomia ei nähdä, heitä ei oteta vaarin ollenkaan. Meillä ei mukaan ole ratkaisua, ei edes alustavasti. Meidän täytyy lopultakin purautua tähän aitoon suureen ongelmaan. Kiitos. Tätä Sidlu, seuraava puhuja, minuutti. Rouva puhemies, komission jäsen. Kun keskustellaan tästä hyvin tärkeästä ongelmasta, asunnottomuus, niin kaikkien Euroopan parlamentin jäsenten täytyisi pitää ratkaisematta ongelman symbolina. Sen pitäisi kolkuttaa omaa tuntoamme. Ne asunnottomat, jotka voimme nähdä joka päivä eh, Euroopan parlamentin ympärillä, joko Brysselissä tai Strasbourgissa, niin kuin äsken kollega sanoi. Maahanmuuttokriisi on syventänyt tätä ongelmaa mutta emme voi levätä laakereilla, vaan meidän täytyy ryhtyä tehokkaisiin toimiin. Haluaisin kiinnittää huomiota vielä yhteen näkökohtaan, yhteen ulottuvuuteen asunnottomuudessa Euroopassa. Eurooppa ikääntyy. Se on yhä vakavampi ongelma. Perhesiteet murtuvat, puuttuu lastenhoito, voimavaroja Ikääntyvät joutuvat usein dramaattiseen tilanteeseen, heidät saatetaan häätää kodeistaan tai ei ole mahdollisuutta asua missään. Pyydän kovasti, että myöskin näiden ohjelmien puitteissa, joita nyt valmistellaan, kiinnittäisimme tähän näkökohtaan huomiota. Ikääntyvät ihmiset, jotka tarvitsevat erityishuolenpitoa. Kiitos. Puheenvuoro seuraavaksi Jussi Maula, minuutti. Puhemies, kiitokset. Äh, <clears throat> asumisohjelmat äh, ovat äh, onnistuneet hyvin. Ne ovat vastaus asuntoongelmiin, jotka liittyvät myös esimerkiksi köyhyyteen ja muihin sosiaalisiin ongelmiin. Lissabonissa ollaan käynnistävästä ensimmäistä asunto ensin ohjelmaa mutta se ei ole kuitenkaan ainutlaatuista. Oli, tämän päätöksen taustalla oli ajatus saada vastauksia muun muassa rahoitukseen ja, ja siihen järjestelmään, mitkä ylipäätään hallinnoivat asuntomarkkinoita. Ja myöskin julkisen investoinnin puute on ollut taustalla asunnottomuuden lisääntymisessä. Nyt toivomakin tukea ohjelmalle, joka edistää asiaa ja, ja korjaa aikaisemmin tehtyjä virheitä. Kiitokset. Claire Fox, seuraava puhuja minuutti. Many years ago I worked at... Monta vuotta sitten olin Englannissa Midlandsin alueella kodittomien asuntolassa töissä. Se rikkoi sydämeni. Pelkään, että Ylikansallinen keskitetty yleistämistapa saattaa tarkoittaa sitä, että alueelliset ja paikalliset olosuhteet jätetään huomiota eikä löydetä niihin ratkaisuja. Kodittomuuden syy, syyt eivät ole universaaleja, eivät ole aina samoja pitkään pitemmän aikavälin ratkaisuja tarvitaan esimerkiksi korittomuuden vitsaus on ollut usein raan säästöpolitiikan tulosta euroalueen maissa. Tämä sama ei meidän Euroopan unionimme on johtanut siihen, että ihmiset ovat joutuneet työttömiksi ja saaneet häädön Joissakin maissa talous polkee paikallaan. Tämä johtaa siihen, että ihmiset matkustavat eri puolella Eurooppaa etsimään parempaa elämää ja usein he päätyvät kodittomiksi. Ne, jotka ihanoivat liikkumisen vapautta erään hyvättäköisjärjestön mukaan puolet, yksi kolmas osa Lontoon kodittamista on ulkomaalaisia. Ehtäkää tämän hyväksi Ihmiset, jotka siirtyvät maasta toiseen tekemään töitä, joutuvat hyöksikäytetyiksi, asuvat kaduilla. Ihmiset ovat kaduttomina joskus jo vuosia. Brexit tai ei Brexit, silloin että ihmiset haluavat jäädä Lontooseen. Ennen kuin ryhdytään täältä pyhästä Euroopan unionista käsin säätämään asioita, olisi parempi ottaa huomioon paikallistason toimet. Äh, kiitokset. Äh, äh, seuraavaksi varapuhemies Märit Mäkinässä jäsen. Syyskuussa 2018 asunto ensin periaate esiteltiin Irlannissa ja se on ollut menestyksekäs noilla, noiden kadulla nukkujien määrän vähentämiseksi. Dublinissakin niitä nähdään, ei tietysti täysin, mutta vaikutusta on ollut. Se on erityinen malli ja sitä täytyy sopeuttaa kuhunkin maahun. Irlannin Midlands-alueella en nähnyt jos rakennus muutettiin kymmenelle yksilölle. Siihen tarvittiin erityistuki. He ovat siellä turvassa. Mutta tässä keskustelussa komission jäsenkin puhuitte paljon laajemmin kuin pelkästään asunto ensin. Omassa maassani niin tämän asuntokriisin jälkeen nyt meillä on todellinen kriisi myös joissakin perheissä, jotka elävät hätämajoituksessa. majoituksessa ja tietysti 10 000 äh, asuntoa sosiaalisessa asuntotuotannossa, niin edelleenkin on merkittäviä määriä ihmisiä, jotka tarvitsevat asuntopalveluja. Tietysti hyödyttää kuulla, että ongelmien kautta Euroopan ja olisi hyvä löytää yhteisiä ratkaisuja, mutta tarvitsemme edullisia asuntoja, tarvitsemme myös päteviä ihmisiä rakentamaan asuntoja. Äh, sanoisin, että parlamentin ulkopuolella Brysselissä kauheaa nähdä kodittomien määrä, jotka kaikissa säissä nukkuvat kadulla, kuten täällä Strasbourgissakin, kuten kollega tuossa viittasi, joten tähän olisi siis hyvä saada uutta energiaa tähän asunnottomuuden torjuntaan. Kiitos. Seuraava puhuja, Estrella Dura Ferrandis, minuutti. Eh, gracias. Kiitos. Asunnottomuus ei tarkoita pelkästään sitä, että ei ole oikeutta kunnolliseen asuntoon. Se pitää sisällä myöskin sosiaalisia ongelmia, terveysongelmia ja myöskin ongelma suhtautumissa itsensä. Tämä ongelma koskee kaikkia Euroopan unionin maita ja, ja niiden järjestämää sosiaalista, ja, sosiaalista sosiaalihuoltoa ja terveys alan äh, palveluita. Me tarvitsemme nyt äh, riittävän äh, rahoituksen, jotta asunnottomuusongelmaa voitaisiin vähentää järkiperäisesti. Arvoisa komissaari, me toivomme teiltä sitoumusta tähän asiaan ja odottelemme Euroopan komissiolta pikaisesti suositusta, jossa laaditaan suuntaviivat Äh, tämä ongelma ratkaisemiselle. Tämä koskee Euroopan unionin kansalaisia ja olisikin varsin paikallaan saada myöskin uusi äh, tiedote Euroopan äh, komissiolta siitä, millä tavoin tätä asiaa aiotaan parantaa. Kiitos. Seuraava puhuja Francisco Guerrero, minuutti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 pela mão do PAN, começou-se a Asia on otettava eh, eh, esiin eh, ja odottelemmekin myöskin sitä, että kaikki jäsenmaat ovat mukana hankkeessa, jonka tavoitteeksi on asetettu vuosi 2030. Muito obrigado. Kiitos. Seuraava puhuja Silvia Sardone, minuutti. Grazie. Kiitos puhemies. Kaikki eh, luonnollisesti tuemme ohjelmia, eh, jotka eh, tähtäävät asunnottomien tilanteen parantamiseen yhteiskunnassa. Mutta kun kerran olemme täällä keskustelemassa asiasta, on hyvä pureutua myöskin syihin. Euroopan unionilla on tässä asiassa myöskin oma vastuunsa. On totta, että että asunnottomien määrä on lisääntynyt viime aikoina ja sillä on selvät yhteydet myöskin siihen, että ihmisiä otetaan vastaan ilman, että minkälaisia kriteereitä he käytetään. Ajattelen tässä nyt kaikkia niitä siirtolaisia, jotka ovat rantautuneet Eurooppaan. Myöskin rikollisuus on tämän myötä kasvanut ja samoin asunnottomien määrä. Miksi me olemme täällä? Mielestäni meidän pitäisi harjoittaa ei pelkästään retoriikkaa, vaan myöskin itsekritiikkiä. Kiitos. Seuraava puhuja, Konstantinos Arvaniitis, minuutti. Hyvää iltaa. Aion puhua nyt kreikkaa aikaa edustan syrjisää puoluetta kuin ryhmässä. Kodin menettäminen on ensimmäinen seuraus siitä, että on köyhä. Se ei ole mikään luonnollinen ilmiö, se on ihmisen aiheuttama asia. Koti ja omaisuus ovat ihmisen viimeisiä linnakkeita, viimeinen suojaköyhyyttä vastaan. Herra Tsipras teki kaikkensa estääkseen ihmisiä joutumasta korjattamiksi, mutta nyt meillä on uusi hallitus, joka ei aio suojata ensikoteja, ensikodin omistajia esimerkiksi. YK on kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti komission jäsen, komission puheenjohtaja von der Leyen puhui sosiaalisesta pilarista, mutta kuinka me voimme varmistaa, että kaikkein haavoittomaiset pääsevät mukaan asuntoohjelmiin, pääsevät oman asuntoon. Lisäksi ensiasuntojen pakkohuutokauppaaminen pitää saada minun maassani loppumaan. Asunto on universaali oikeus, jota EU pitäisi suojella. Ihmiset täytyy saada mukaan yhteiskuntaan pois syrjäytymisestä. Ihmiset täytyy saada pois ketoista ja varmistaa, että ihmiset pääsevät varsinaisiin kunnollisiin asuntoihin. Eh, Kiitokset. Seuraava puhuja äh, Daniela Rondinelli, minuutti. Kiitos äh, puhemies. Köyhyyden äh, vastainen kamppailu on äärimmäisen kiireellinen asia ja asunto ensihanke onkin tähän ensimmäinen vastauksista. Siitä huolimatta emme voi kuitenkaan olla tyytyväisiä, jollei sosiaalista politiikkaa harjoiteta laajemmassa eh, mittakaavassa. Muutoin tästä voi eh, jäädä käteen pelkästään eh, tai siitä tulee kuollut kirjaan. Sosiaalipolitiikka, tasa-arvon puolesta kamppailu ja tämän tyyppiset kysymykset edellyttävät investointeja esimerkiksi sosiaalisen asuntotarjonnan piirissä. Ja nyt Kysynkin Euroopan komissiolta, onko teillä rohkeutta äh, vakaussopimuksen puitteissa tehdä tämän tyyppisiä investointeja ja toteuttaa äh, köyhyyden vastaisia hankkeita. Euroopan kansalaiset odottavat vastauksia ja meidän tehtävämme on löytää arvokkaat vastaukset äh, kaikille välittömästi. Muito obrigado, dou agora <clears throat> a palavra Kiitokset. puhuja Romana Kiitos puheenvuorosta, puhemies. Uskallan sanoa, että sosiaalisesti Eurooppa on vauraampi alue. Voimme olla esimerkki muulle maailmalle. Me olemme usein humanitaarisen avun suurimpia antajia. Tässä mielessä olemme vauraita ja rikkaita ja sen vuoksi meidän täytyy auttaa niitä, joilla ei ole varaa. Ihmisarvoiseen elämään kodittamat mukaan lukien. Ihmisarvoiseen elämään kuuluu katto pään päällä. Se on perusta. Joillakin ei ole tähän varaa ja sen vuoksi meidän täytyy heitä auttaa. Nämä ovat ihmisiä, jotka ovat joutuneet marginaaliin yhteiskunnassa. Kaikkien yhteiskuntien täytyy auttaa asunnottomien parhaalla mahdollisella tavalla ja parhaita käytäntöjä voidaan vaihtaa. Tietysti komission asiana on olla se, joka toteuttaa kokonaislähestymistavan ja rohkaisee jäsenvaltioita parhaisiin mahdollisiin ratkaisuihin. Samaan aikaan uskon, että tällaisen sosiaalisen avun vastaanottajilla vastaanottajienkin täytyy käyttäytyä vastuullisesti. Kiitoksia. Seuraavaksi puhuu edustaja Milan Bergles. Yksi minuutti. Kiitoksia paljon puhemies. Kuorittomuus on yksi vähiten huomioita saaneita ihmisoikeusloukkauksia ihmisen täytyy olla ihmisarvoinen asunto, oikeus kotiin. Joskus ihmisten elämä saattaa olla vaaran, vaarassa. Jäsenvaltioiden ja EUn pitäisi kunnioittaa toissijaisuusperiaatetta. Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti pitäisi ryhtyä toimintaan, toimenpiteisiin, joilla poistetaan köyhyyttä, asunnottomuutta. Olemassa muitakin ihmisoikeussäännöksiä, jotka tätä edellyttävät mukaan luettuna Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari. Se tosiasia, että kodittomuus on kasvamassa ja pelkästään Suomi on onnistunut estämään kodittomuuden lisääntymisen, pitäisi jo johtaa siihen, että pitäisi pohtia sitä, mitä näitä ihmisiä voitaisiin auttaa, kuinka pistettäisiin täytäntöön tätä Housing First-ohjelmaa, jotta sosiaalinen syrjäytyminen saataisiin estettyä. Ensimmäinen eh, kunnollinen ihmisarvoinen asunto on tässä ensisijaisen tärkeä asia. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron esittää Karima Delli. Yksi minuutti. Arvon kollegaata, komission jäsen. Nyt on kulunut jo yhdeksän vuotta siitä, kun hyväksyttiin ensimmäinen strategia, jolla pyrittiin auttamaan korittamia sosiaalisia asuntoja koskeva asiakirja. Nyt äh, hälytyskellot soimivat, äh, soivat, koska hallitukset nukkuvat. Missä on kiireisyys tässä asiassa? Missä ovat ne toimenpiteet, joita luvattiin? Tilanne on järkyttävä. Ihmisten korittomuus on moninkertaistunut 50 vuodessa. 59 prosenttia on kasvua Yhdysvallan kuningaskunnassa esimerkiksi, ja myös lapsia on korittomina. Mutta sitten siitä sanottiin, että ei ole lukuja, mutta 11 miljoonaa ihmistä on ilman kunnollista asuntoa Euroopassa. Tämä on suorastaan skandaali. 11 miljoonaa ihmistä ovat miehiä, naisia, lapsia, jotka kärsivät, tuntevat tämän kaikin nahoissaan. Te sanoitte, että tarvitaan enemmän ihmisten vastaanottopolitiikkaa, mutta että nämä toivet ovat kalliita ja tehottomia ja epäinhimillisiä. Tämä on pelkkä laastari haavan päällä, arvon komissaari. Minä vaadin nyt kunnollista harppausta eteenpäin. Nyt pitäisi varmistaa, että me suojelemme kaikkein heikoimpia ihmisiä. Eikö komissio nyt voisi ottaa vastuun asiassa? Minä vetoan myöskin jäsenvaltioihin, että sen sijaan, että suositaan jatkuvasti kaikkein rikkaimpia ja mahdollistetaan veronkierto, ryhtäisiin kunnollisiin investointiin sosiaalisten asuntojen varmistamiseksi. Nyt päätän puheenvuoron kohta. Euroopan pitää saada nyt liikkeelle, mutta pankit, pankkien puolesta kyllä ryhdytään liikkeelle, perastaan niitä mutta kaikkein haavoittavaisimpien ihmisten hätä ja huomaamatta arvon komission jäsen Eurooppaa ei johdeta siten, että ollaan välinpitämättömiä ihmisiä kohtaan. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa Matil Androe. Minuutti naiset ja miehet harvittelevat tätä asioita, mutta meidän on myöskin mietittävä syyllisiä. Usein toimielimet ovat myöskin tähtäimessä. Meillä on Euroopan unionin alueella 700 000 asunnotonta. Aivan ensimmäiseksi meidän on panostettava myöskin äh, rakennuspolitiikkaa, jotta ihmiset eivät äh, joutuisi äh, nukkumaan öitä autoissa ja kaduilla. Perheiden, vammaisten, myöskin lapsiperheiden ja, ja muiden ihmisten on saatava ratkaisu ongelmiinsa. Ranskassa yli 80 prosenttia maahanmuuttajista pidetään myöskin näihin ryhmiin kuuluvana – Tämä ovat äh, suuria haasteita ja äh, politiikan äh, parista on löydettävissä syylliset tähän tilanteeseen. Me tarvitsemmekin nyt ratkaisua erityisesti kaikkein köyhimpien tilanteen parantamiseksi. Kiitos. Seuraava puhuja Stelius Kompuropoulos, minuutti. Kiitos puhemies. Komission jäsen on eri syitä, miksi joku on ehkä kadulla. Ongelmia koulutuksessa, perheessä, perheväkivalta, riippuvuudet, työttömyys, jopa terveysongelmat. Pitkän aikavälin ratkaisu ovat koulutuksessa ja taloudessa. Mutta koska tarve on kiireellinen, niin haluaisin puhua myös hyvistä Suomen käytännöistä asunto ensin ohjelmassa. Tarvitsemme tiukkaa tavoitetasoa seuraavalle vuosikymmenelle. Täytyy antaa aikaa äh, sosiaalityöntekijöille, muille toimijoille. Ihmisiä täytyy uudelleen kuntouttaa. Ihmiset haluavat työn, jotta pääsevät jaloilleen kadulla olijoilla ei ollut ongelmien aikana tarpeeksi ihmisiä rinnallaan. Luodaan nämä solidaariset verkostot, tukiverkostot. Olkaa meidän kaikkia ihmisiä. Osoittakaamme se vaikeina aikoina, eikä pelkästään joulun aikaan. Kiitos. Seuraava puhuja. Edustaja Simniokko, minuutti. President, von 2000 puhemies. 2006-2015, kun Merkel avasi laittomasti rajat, niin Saksassa oli noin neljännes miljoona pysyvästi asunnoton. Sen jälkeen on ollut vahvaa kasvuarvioiden mukaan. Nyt on yli miljoona asunnotonta Saksassa. Virallista, virallisia tilastoita asiasta ei ole. Tragista on myös se, että monet lapset, naiset, nuoret, kokonaiset perheet ovat kadulla. Münchenissä kotikaupungissa niin on samantapainen tilanne. 2015 noin 5000 asunnotonta, nyt 10 000. Syy asuntopula ja sosiaalisen asuntotuotannon puute. Eikä pidä omistaa silmiä siltäkään, hallitsemattoman maahanmuuton vaikutus asuntomarkkinoihin. Münchenissä rakennetaan valtavasti nykypäivänä. Ja keneillä? Ihmisille, jotka pystyvät maksamaan neljä hintoja kymmenestä tuhannesta eurosta eteenpäin. Ja laittomille maahanmuuttajille ja heidän perheilleen, jälkeläisilleen. Niukasti pienipalkkaiset eivät saa asuntoja. Ja sen vuoksi kehotan komissiota, tehkää lopultakin työnne ja sulkekaa ulkorajat ennen kuin tulee sosiaalista rauhoittomuutta tai muuta selkkauksia. Eh, Kiitokset. En eh, eh, enää ota vastaan sinisiä kortteja. Meillä on vielä yksi puheenvuoro herra Kuussa, jonka jälkeen siirrymme äh, Catch äh, menettelyyn, äh, jossa jaan puheenvuorot ryhmien tasapainon mukaan. Koska herra Kuus ei ole paikalla, annan puheenvuoron herra Zimjokille. že situace v dostupnosti bydlení je skutečně velmi Täytyy sanoa, että asuntojen saatavuus on useissa jäsenvaltioissa katastrofisella ta- tasolla ja tilanne pahenee. Paine kasvaa, mutta kysyntäpaine kasvaa, mutta tarjonta pienenee. Asia on vaikea kaikille yhteiskunnan alueille. Ikään kuin Euroopassa ei enää tältä osin olisi solidaarisuutta, tai ainakin se on hajaantunut. Berliinissä on kaikenlaisia rahoittamuksia, Münchenissä ja jopa Prahassa. Ongelmia on syntynyt, koska asuntojen saatavuudessa on suuria ongelmia nuorille ja pienipalkkaisille. Sen vuoksi mielestäni täytyy toteuttaa toimia sekä asunto- että työmarkkinoilla. Täytyy tehdä yhteistyötä paikallishallintojen kanssa. Siinä haaste EUlle, kansallisille hallituksille, mutta myös paikallishallinnoille koska nämä kolme tasoa ovat EUn voima. Siitä pitäisi olla tietoinen. Kiitos. Seuraavaksi minuutti John Howardille. Olkaa hyvä. Mr. President. Kiitos puhemies. Minulla on kurkukipenä, joten joudun puhumaan hitaasti ja hiljaisella äänellä. Pyydän anteeksi. Lontoon ja Brysselin välillä on tiettyjä rajoista, puhu ne ovat kuitenkin kaksi Euroopan rikkainta aluetta, mutta Westminsterissä, mutta myöskin Luxemburgin aukiolla on valtava määrä kodittomia ihmisiä. Meidän pitäisi tätä hävetä. Kysen siitä, että julkinen politiikka on ikävällä tavalla epäonnistunut. Kyse ei ole maahanmuutosta eikä siitä, että ei ole investoitu riittävästi koteihin. Minä edustan yksi Euro- yhtä Euroopan rikkaimpia alueita, Kaakkois-Englantia. Monet ihmiset, jotka kuvittelevat, että heillä ei voi niin koskaan käydä, niin heillekin on niin tapahtunut. Mikäli kuvittelette, että teidän lapsen lapsellenne tai vanhemmalle ei voi näin tapahtua, mutta kuitenkin tapahtuu, kuinka voitte sitten syyttää heitä siitä, että he ovat rikolliset itse aiheuttaneet tämän tai ovat ansaitseet tämän kodittomuutta on kaikkialla. Nyt tarvittaisiin oikea asenne, asenteen muutosta. Nyt pitäisi nopeasti ryhtyä kodittomien oikeuksien pilarin toteuttaminen niin, että kaupungissa ei tällaista sosiaalista puhdistusta enää harjoiteta. Ihmiset joutuvat joskus omaa syyttään kodittomiksi. Kiitos. Siellä on Kuffette seuraava puhuja, minuutti arvoisa uh, Kiitos puhemies. Irlannissa on 4000 lasta ilman kotia. Kodittomuus vaikuttaa suuresti nuoriin lapsiin, naisiin, maahanmuuttajiin. Ja sorvallista kyllä en usko, että Irlannin asuntoministeri ja hänen Finnegan-kollegansa ymmärtäisivät asian kiireellisyyden ja kriisin syvyyden Dublinissa, Irlannissa ja kaupungeissa kautta Euroopan. Merit McGuinness puhui aiemmin siitä, että kadulla nukkuminen on vähentynyt vähän, mutta hän ei maininnut sitä, että yli Dublinin asukkaiden määrän verran on viiden vuoden ajan asunnottomia ja neljäker- nelinkertaistuminen lasten asunnottomien keskuudessa. Tässä tarvitaan toimia. On tapoja ratkaista ei hotellin tai asuntolaan kadulta ja sitten jos on onnekas, niin kymmenen vuoden päästä kotiin tarvitaan asunto ensin. Ja oppi Suomesta ja Viinistä, Itävallasta, asunto mallista osoittaa, että jos rakennetaan asuntoja, jos annetaan kattopään päälle, niin se toimii. Minä haluan nähdä, että komissio alkaa Äh, laatia yleissopimusta asunnottomuudesta ja että sitten opimme nämä läksyt. Investointipankki, Euroopan keskuspankki tarjoamaan rahoitusta kriisin ratkaiseminen. Asunnottomia ei pitäisi olla vuonna 2020. Kiitos. Muito obrigado. Kiitos. Ja vielä viimeinen käsiai puheenvuoro. Äh, Sandra Barrera, minuutti. Nos últimos anos, Viime vuosina asunnottomien äh, määrä on kasvanut Euroopan unionissa. Tämä on hyvin monimutkainen kysymys. Äh, se liittyy usein myöskin äh, työmarkkinoihin ja esimerkiksi markkinoiden sääntely ja julkisiin investointeihin. Palkkakysymykset ovat myöskin usein ongelmien ytimessä Usein työntekijöiden palkat johtavat tilanteeseen, jossa asuntoja joudutaan esimerkiksi jakamaan. Tämä on ongelma myöskin Portugalin tasavallassa. On olemassa tilanne, jossa monet ihmiset eivät pysty kertakaikkiaan pääsemään sosiaalisen asumisen piiriin. Olosuhteet eivät näin ollen edistä esimerkiksi työllistymistä eikä tasa-arvoista palkkapolitiikkaa. Muito obrigado. Kiitokset. Ja nyt keskustelu päättää. Komissaari Nikola Smith, puheenvuoron teillä. Olkaa hyvä. Monsieur le Président, honorable... Puhemies, arvoisat edustajat, tämä keskustelu on osoitus siitä, että asunnottomuusongelma äh, on olemassa äh, itässä äh, ja lännessä, pohjoisessa ja etelässä. Käytännössä katsoen kaikissa suurissa kaupungeissa. Tämä osoittaa myöskin sen, että kyse on paikallisesta ongelmasta, mutta myös niin ikään eurooppalaisesta ongelmasta. Me emme voi sulkea silmiämme tältä ongelmalta todeten, että Euroopan unionilla ei ole toimivaltaa, vaan toimivalta on pääasiallisesti kansallisilla jäsenvaltioilla. Meitä haastetaan tässä asiassa. Teidän keskustelunne tuo sen hyvinkin esiin. Me haluamme sitoutua ja löytää ratkaisuja Haaste on kuitenkin suuri. Lukuja on tuotu esiin. Me tarvitsemme myöskin huomattavia resursseja näiden suurten hankkeiden toteuttamiseksi. Ensimmäinen ratkaisu on ensinnäkin tarjonta. Meillä on nimittäin valtavaa puutetta asuntomarkkinoilla. Asuntomarkkinat ovat muuttuneet itse asiassa spekulatiivisiksi luonteeltaan. Tämä on syytä muistaa. Näin tapahtuu jäsenmaissamme ja kaupungeissamme, eli kysynnä ja tarjonta laki vallitsee. Kuten täällä todettiin, asuntopolitiikka on itse asiassa ja asuminen sinänsä on koko sosiaalipolitiikan ytimessä. jossa asuntoa ei ole, ei myöskään työtä voi saada. Jollei asuntoa ole, terveysongelmat kasaantuvat ja ongelmat lisääntyvät ja lopulta ajaudutaan kadulle. Me tarvitsemme nyt kokonaisvaltaista lähestymistapaa, äh, joka pureutuu koko asennuttomuuden äh, ytimen. Se ei kuitenkaan ole ainut kysymys äh, ja ongelma. Ihmiset ovat joutuneet uhriasemaan. Se ei kuitenkaan koske pelkästään esimerkiksi työllisyyskysymyksiä, vaan myöskin ihmisarvoon liittyviä kysymyksiä. Meillä on loistavia tekstejä olemassa, hienoja julkilausimia, meillä on pilareita, arvoja ja niin poispäin. Nyt on syytä ryhtyä tuumasta toimeen. Tämä on vetomus, joka koskee kaikkia joka puolella tätä Euroopan parlamenttia. Kun puhutaan köyhyyden vastaisesta kamppailusta, keskiön on asetettava nimenomaan asuntopolitiikka – kun puhutaan lapsitakuusta, asumiskysymykset ovat yksi keskeinen osa koko problematiikkaa. Ilman, että äh, nyt äh, sitoudutaan liian täsmällisiin äh, hankkeisiin, on pikemminkin tärkeää lähteä nyt yhteiselle yhteistyön tielle. Saatavan mukaan jäsenmaat, kunnalliset ja paikalliset eh, tasot luonnollisesti yhteistyössä alueiden komitean kanssa, eh, jotta saamme aikaiseksi yhteisen lähestymistavan. Eh, siitä ei luonnollisesti tule yksiselitteisesti samanlainen, koska tilanteet vaihtelevat paikasta toiseen, mutta jonkunlainen punainen lanka on kuitenkin saatava aikaiseksi. Tämä on tarjous, jonka teille esitän. Olen varma, että Euroopan parlamentti eh, tulee mukaan eh, tähän yhteiseen asuntopolitiikka-hankkeeseen, eh, joka on saatava <clears throat> levitetyksi ympäri Eurooppaa kaikille tasoille. Kiitos arvoisa komissaari. Tämän puheenvuoron myötä keskustelu päättyy päättyy ja nyt siirrymme seuraavaan eh, ja samalla myöskin esityslistan viimeiseen kohtaan, jossa on kyse eh, minuutin puheenvuoroista. Artiklan 172 eh, nojalla. Pyydän nyt kaikkia puhujia pysymään aika rajoissa. Ensimmäisenä äh, puheenvuoron saa äh, edustaja Ivan Stevanets. Kiitoksia paljon puhemies. Hyvät naiset ja herrat, nykytilanteessa, nyt kun meillä on uusi komissio, olin iloinen siitä, että Euroopan parlamentti on selkeästi ilmaissut, että se ei tule sietämään minkään tyyppisiä eturistiriitoja komission puolella. Tämä on vahva viesti kansalaisille Tänään haluaisin viitata myöskin komission työohjelmaan ja sen painopistealueisiin. Parlamentissa haluaisin mainita yhden niistä erittäin tärkeän painopistealueen, nimittäin PK-yritysten aseman. Puhun tässä IT-alan työntekijöistä ja maanviljelijöistä esimerkiksi ja teknologia-alan työntekijöistä tämän, näiden yrityksistä autamme niitä kaikkein parhaiten, mikäli vähennämme byrokratian taakkaa, mikäli varastamme, että palveluiden tarjoaminen on helpompaa ja digitaalisia markkinoita kehitetään niin digitaalisia sisämarkkinoita varmistaa se, että ihmiset on helpompi saada tietoa käsiinsä. PK-yritykset ovat taloutemme selkärankaita, niitä täytyy auttaa. Kiitos. Seuraava puhuja, edustaja Ivo Ristro, minuutti. Уважаеми господин председател, преди по-малко от месец... Kiitos puhemies. Noin kuukausi sitten valtava määrä jätettä, joka oli määrä polttaa Bulgariassa, pysäytettiin Italiassa Italian viranomaiset. Ja sitten tuli selville yhteydet Italian mafiaan tietysti järjestäytynyt rikollisuus käyttää hyväksi jätereittejä Euroopassa. Niitä kautta voidaan kuljettaa monia muitakin aineita. Bulgarian kansalaiset ja heidän terveytensä kärsivät tästä, koska bulgaarialaiset eivät halua muuttaa maataan kaatopaitakaksi. Vetoan kiireellisten toimenpiteiden puolesta ja sen puolesta, että jätekauppaa valvotaan paremmin eu Kiitos. Seuraava puhuja Judith, Judith Bunting, minuutti. Vuonna 2018 Kypros ratifioi Istanbulin yleissopimuksensa. Todetaan, että uhrien oikeuksia pitää suojata oikeusmenettelyn kaikissa osissa ja että tuomioistuin käsittelyssä kuullaan uhria ja mahdollistetaan todisteiden tarkastelu ja niin poispäin. Viime viikolla teini tuomittiin siitä, että hän oli ajattanut Kyproksella, ryhtynyt äh, ilkivaltaan Kyproksella ja hänen päätettiin valehdelleen raiskaustapauksesta. Tämän naisen oikeusavustaja on raportoinut äh, epäsäännönmukaisuuksista, jotka saattavat johtaa väärään tuomioon. Kuinka on mahdollista, että tuomioistuin voi väittää, että tämä nainen valehtelee, mikäli tuomio, tuomari kieltäytyy edes ottamasta huomioon sitä, e, oliko hänen kimppuunsa hyökätty vai ei. Kyseinen nainen on myöskin sanonut, että hän ei saanut lakimiestä Tämä on vastoin eurooppalaista yleissopimusta, ihmisoikeusyleissopimusta. Me vaadimme ja vetoamme jäsenvaltioihin, jotta ne varmistavat sen, että kaikki jäsenvaltiot pitävät kiinni sitoumuksia, jotka liittyvät Istanbulin yleissopimukseen, ja että Kypros puuttuu menettelytapa kysymyksiin, jotka saattoivat tapauksen käsittelyä, että Kyproksen oikeusjärjestelmä varmistaa sen, että vetoomus viedään aina korkeimpaan oikeuteen saakka. Kiitos. Seuraava puhuja äh, Silvia Kiitos puhemies. Äh, tämä on Parman äh, kinkkua, Italiassa valmistettua kinkkua. Sitä myydään ympäri Eurooppaa. Tämä makkara äh, taas, joka on tässä äh, purkissa, äh, on selkeästi taas teollisuustuote. Tämä esikeitetty pasta, joka, jota mainitaan Bolonian vastanjaksi, ei kuitenkaan ole italialainen tuote. Tämä näyttää tietysti aivan tavanomaiselta. Kaikki tuotteet pitävät sisällä esimerkiksi parmisaanijuustoa tai, tai italialaista oliiviöljyä. Mutta silti nämä elintarvikemerkinnät ovat täysin mahdottomia hyväksyä, koska ne eivät ole samalla linjalla. Me haluamme eh, taistella eh, näitä eh, epäoikeudenmukaisia merkintöjä vastaan ja pidämme lippua korkealla nimenomaan terveellisten elintarvikkeiden ja italaisten elintarvikkeiden puolesta. Kiitokset. Tällaisia kommentteja ei hyväksytä. Mutta nyt eteenpäin edustaja Magic Magic, minuutti. Friends, assalamu alaikum. Salam alaikum. Yhdysvaltain presidentti julkisesti viittasi Iranin sotarikokseen. Trump ei kuitenkaan välitä Amerikasta. Tämä muovinen mafia pomo on henkilö, jolla ei ole mielikuvitusta välittävän itsestään, joten arvon eurooppalaiset Maailman rauhan ja oikeudenmukaisuuden nimissä vetoan siihen, että Euroopan unioni ryhtyisi sanktioihin, jotka kohdistuvat suoraan tähän sodan lietsojaan. Hänen rajoitettu käsityskykynsä on sellainen, että pelkästään rahalliset sanktiot saavat hänet ymmärtämään asioita. Joten pyydän, että hänen golfkenttänsä joutuvat sanktioiden kohteeksi ja muu hänen omaisuutensa. Sotarikoksilla ei pidä, sotarikosten pidä antaa voittaa, mutta olkaamme toivekkaita. Toivekkaina voimme toivoa rauhaa ja rehellistä presidenttiä. Amerikka tarvitsee sankarin, jotta se pääsee tästä loputtomasta sodan kierteestä ja varmistaa kunnollisen tulevaisuuden kaikille. Bernie Sanders voisi olla tuo sankari. Kiitos. Seuraava puhuja on Charlie äh, Weimers. Minuutti. Puhemies. Ursula von der Leyenin ja komission Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi ei ole legitiimi. Jälleen tällainen eliittihanke. Tavoite on selvä. Enemmän valtaa EUlle. Enemmän, sitä siirretään enemmän Iso-Britannian eroon olisi pitänyt olla herätysviesti myöskin maahanmuuttokriisin. Me haluamme, että EU olisi joustavaa yhteistyötä suverenien valtioiden välillä. Hallitusvälinen välinen konferenssi on se, mitä perussopimuksen mukaan vaaditaan perussopimuksen muuttamiseen. Joten lähtekäämme tälle tielle, mutta olen huolestunut siitä, että näitä perussopimuksen ankkuroituja prosesseja ei noudateta, vaan mutta jos näin tapahtuu, niin luottakaa siihen, että me olemme siinä oppositiossa. Kiitos. Seuraava puhuja, oli minuutti. Thank you, President. Kiitos puhemies miltei tasan vuosi sitten erässä kaivoksessa Brasiliassa kaivoksen pato murtui. 22 ihmistä kuoli. Violonsoittajia on ollut liikkeellä joulusta eteenpäin vaatimassa sitä, että samantyyppisiä onnettomuuksia tapahdu muiden kaivosten yhteydessä niitä syntyi lisää ihmisuhreja. Saksalainen yritys oli rakentanut tuon paron ja saksalainen yritys oli väärentänyt sertifikaatit, jotka varmistivat paron vakauden ja saksalaiset investoinnit ja eurooppalainen raha olivat tässä taustalla. Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan investointipankki Tämä johtuu myöskin siihen, että Euroopan investointipankki on lupannut 100 miljoonaa lisää Brasilialle. Meillä on vastuuta näitä ihmisiä kohtaan. Meidän täytyy varmistaa, että todelliset tekijät saadaan kyllä teostaan, että kaikki investoinnit ovat sellaisia, että mukana ovat ihmisoikeussäännökset ja muut kansalliset säännökset niin, että voiton tavettelun nimissä meidän nimissämme ei ryhdytä tällaisiin hankkeisiin, jotka vaarantavat ihmisenkin. Kiitos. Seuraavaksi minuutin puheenvuoro äh, John Maverille. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Voisiko joku kertoa minulle, että miksi EU sallii supertroolien toiminnon Englannin kanaalissa ja Englannin merellä? hollantilaiset omistavat niitä, jotka ovat 14 kertaa tavallisen kalastusaluksen kokoisia, ovat aiheuttaneet kiistoja ja Etelä-Amerikassa. Ne on heitetty ulos Australian vesiltä ja ne ovat vaikuttaneet suureen ylikalastukseen Länsi-Afrikassa. Tosiasia on se, että jos puhutaan merien hallinnoimisena, niin kyse ei ole pelkästään saalista, vaan siitä, mitä tapetaan Englannin kanalissa. Supertrollien sivusaaliit uhkaavat tonnikalakantoja ja ovat merkittävä uhka delfiineille. Mutta, mikä uskomatonta, näiden alusten on sallittu myöskin meribassin saalistuksessa englannin kalastuksessa. Siihen kohdistuu sellainen paine, että brittikalastajille on kielto sen kalastamiseen. Juuri tällainen huono hallinnointi on tehnyt EUn yhteisestä kalastuspolitiikasta taloudellisen ja ympäristöllisen katastrofin. Nyt on aika oppia läksyt menneisyydestä ja kieltää supertrollarien toiminta. Afrikalaiset eivät halua niitä, australialaiset eivät halua niitä, emmekä mekään. Kiitos. Obrigado. Kiitos. Edustaja Trajan Vasesku, minuutti. Mulțumesc, domnule președinte. Puhemies, yhteistyö- ja todennusmekanismi on otettu käyttöön vuonna 2007 Romaniassa. Aivan aluksi esillä otettiin neljä tavoitetta. Viimeisessä viime vuonna laaditussa selvityksessä – esitettiin 18 suositusta ja tehdään 13 vuoden hyppäys. Tämä tapahtui vaali kauden aikana ja vaalikampanjoinnin aikana, jolloin herra Timmermans piti lippua korkealla asian suhteen. Nyt pyydänkin Euroopan komissiota laatimaan uudelleen Romania kertomuksen sillä tavoin, että sen laativat riippumattomat tahot, jotka eivät ole siis komissaari Timmermansista riippuvaisia. Kiitos. Seuraava puhuja, Carmen Avram, minuutti. Mulțumesc, domnule președinte. Noul pact ecologic. Puhemies, Uusi vihreä sopimus tuo mukanaan uutuksia koko maailman, maailmalle, mutta ei kuitenkaan välttämättä joka maassa samalla tavoin. Ennen Romanian liittymistä Euroopan unioniin sadat henkilöt joutuivat työttömyksi, koska kaivoksia suljettiin. Monet ongelmat siis syntyivät nimenomaan noissa yhteyksissä. On totta, että tämä oli kuitenkin sekä inhimillinen että taloudellinen katastrofi monille. Toivoisinkin, että että äh, tulevat siirtymäkauden mekanismit äh, olisivat luonteeltaan sellaisia, ettei ne asettaisi vaakalaudelle kohesion toteutumista. Ohjelma on äh, toteutettava silkihansikkoilla ja, ja, ja se on laajennettava kattamaan Eurooppa myöskin muilta osin. Muito obrigado. Palavra agora para Anthony. Kiitokset edustaja Huuk. Seuraava puhuja, minuutti. 1996 luotiin eurooppalainen rakenne, joka varmisti sen, että voitiin elää 1946 perustettiin Euroopan unioni, jotta voitaisiin elää rauhanomaisesti, mutta minun maassani on edelleenkin tilanne uhattuna. Toivottavasti Iso-Britannian ero EU-sta on väliaikaista. Edellisessä vaaleissa 53 prosenttia äänestäjistä halusi uutta Brexit-äänestystä. Yhdistön kuningaskunnan ihmiset joutuvat elämään surkean vaalijärjestelmälaisuudessa. Mikä se 42 prosenttia ääntä voi saada kuitenkin 46 prosenttia äänestä, 56 prosenttia äänestä. Puolueita rahoittavat pieni määrä rikkaita ihmisiä. Lahjoituksen voi antaa miten suuria rajoituksia tahansa. Venäläiset puuttuvat myöskin meidän vaaleihimme. Ajan myötä voimme jälleen kenties elää Churchillin vision mukaisesti niin, että rauha jälleen kerran vallitsee Euroopassa kauttaalta. Olivier eh, Kiitokset. Seuraavaksi Filip Olivier, minuutti. Passamos então a... Ah, hän ei ole paikalla, joten seuraavaksi annamme puheenvuoron Peter Kofolle. Minuutti. Børnepenge, barselsregler, grænsekontrol, retten til danske dagpenge. Äitiyslomasäännöt, rajavalvonta, ranskalaisten hyvinvointipalvelujen saatavuus ovat kaikki esimerkkejä siitä, miten EU ottaa vallan. EU haluaa valvoa ja hallita yhä enemmän Nykyään ei ole mitään, mihin EU ei mielestään pitäisi sekaantua. Nyt se ei pelkästään valvo, vaan vie lippumme. Näyttää siltä, että he ovat päättäneet, että emme voi enää käyttää pöydillämme kansallisia lippujamme. Minulle pöydällä oleva lippu oli kunnianosoitus nöyryyden osoitus niitä useita tanskalaisia kohtaan, jotka ovat minulle, olivat minulle äänensä antaneet. Jos EU aikoo opettaa minulle, mitä voin tehdä lippuni kanssa, niin voin sanoa EU-elitille, että mitä se voi näille lipputangoilla tehdä. Minä muistan omat lupaukseni ennen vaaleja. Lupasin omille valil, puolustaa kansallista itsemääräämisoikeutta. Kiitokset. Seuraavaksi Francisco Guerreiro, minuutti. Kiitos puhemies. Kyse äh, on äh, asiasta, äh, jossa törmäsin tilanteeseen, jossa monet ovat jopa menettäneet henkensä. Puhun nyt Australiasta ja, ja siitä, mitä siellä on tapahtunut ilmastonmuutoksen vuoksi. Me tarvitsemme aivan erilaista politiikkaa, emmekä voi enää hyväksyä että vanhoja käytänteitä esimerkiksi hiilidioksidin osalta jatketaan. Esimerkiksi eh, myöskin eh, Kanadan eh, toimet polttoaineen käytön suhteen ovat lisänneet ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Me tarvitsemme nyt järkiperoisia päätöksiä ja diplomatiaa, jotta saamme jollakin tavoin ilmastonmuutoksen keskeytettyä. Kiitos. Seuraavaksi Jorge Villalba Busade. Kello on jo yli 11 illalla ja artikla 195 nojalla vetoa seuraavasti. Euroopan parlamentissa on sellainen tapa, että kaikki saavat kysymyksinsä vastauksen. Kuitenkaan puhemies Soli ei toiminut sääntöjen mukaisesti nimenomaan Euroopan vaalilain yhteydessä. Hän itse asiassa toteutti Euroopan parlamentin sääntöjä sillä tavalla, että tasa-arvo ei toteutunut. En tiedä, mitä herra Sassoli tällä tavoittelee. Kyse on kuitenkin asiasta, joka koskee Espanjan kuningaskunnan lainsäädäntöä. Ja se on tässä yhteydessä se, jota on noudatettava. On selkeästi syntymässä Euroopan parlamentin sääntöjen ja Espanjan valtion sääntöjen väliselle konflikti. Kiitokset. Teillä on tietenkin mahdollisuus tuoda kantanne esiin, mutta puhemies oli teki tuon päätöksen kuitenkin täysin tietoisesti. Nyt seuraavaksi eteenpäin ja Joao Ferreira minuutti. Viime sen kymmenen vuoden aikana Portugalissa on toimittu äärimmäisen ikävällä tavalla ilman, että sosiaalisia oikeuksia olisi toteutettu. Esimerkiksi palkkoja leikattiin ja julkisia palveluita huononnettiin. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa maa on joutunut hankaluuksiin. Me emme voi hyväksyä sitä, että budjettia leikataan äh, ihmisten äh, elintason äh, kustannuksella. Tämä on tilanne, joka koskee Euroopassa unionissa muitakin maita, mutta erityisesti Portugalia. Me eh, haluamme tähän selkeä eh, vastauksen eh, ilman, että Euroopan unioni lähtee pakottamaan omia sääntöjä. Kiitos. Seuraavaksi Mikaela Sorova, minuutti. Kiitos paljon kollegat. Haluaisin onnitella Chai ing joka valittiin uudelleen presidentiksi sunnuntai vaaleissa Taivanissa. Minulla oli onni tavata hänet neljä vuotta sitten äh, presidentin vannomistilaisuudessa. Sain hänestä vaikutelman vahvana naisena, joka on johtanut maansa vaurauteen. Kiinan suhteiden kysymyksessä hän on toiminut herkästi äh, edustaen Taivanin ihmisten intressejä kuitenkaan provosoimatta Kiinaa. Taivanin vaalit ovat äh, demokratian juhlaa, ainoat vapaat vaalit tässä Kiinan vaikutuspiirissä ohjuksen kantaman päässä. Kiina on pyrkinyt vaikuttamaan sisäisesti ja ulkoisesti Presidentti on pitänyt päänsä kylmänä. Hän on säätänyt lain vaali, vaalien, vaalien sekaantumista vastaan, ihan kun meillä on äh, laki Venäjän vaalisekaantumisesta. Taivan ja EU voisivat hyvinkin vaihtaa kokemuksia tältä osin. Kiitokset. Seuraava äh, puhuja. Lukas Kadut. Kuulut minuutti. Arvoisa puhemies, kahden vuoden päästä meillä on muistovuosi ylä tragediassa. Slesian väestön sorto alkoi tammikuussa 1945 ja kesti kolme vuotta. Pidätyksiä, raiskauksia, keskitysleirejä sekä pakkosiirtoja pakkotyöhön Neuvostoliiton alueelle. Tragedia vei melkein 10 000 ihmisen hengen. Vain se vuoksi, että olivat sleelialaisia. Misuvitsa, Vambinovitsa. Nämä ovat tämän strategian surullisia symboleita. Illaslesian tragediasta ei ole vielä tullut yleistä muistia. Meidän pitäisi opettaa sitä kouluissa, tsekkiläisissä, puolalaisissa, saksalaisissa, eurooppalaisissa kouluissa. Meidän pitäisi opettaa alueellisista asioista kaikkia eurooppalaisia koululaisia. Se on paras vastaus sokea nationalismia vastaan. Kiitos. Seuraava Jane Brophy. Minuutti. This is one of the last Tämä on yksi viimeisiä täysistuntoja ennen kuin Iso-Britannia lähtee EU-sta. Saattaa olla, että me lähdemme. Meidän lähtemme vaikuttaa pitkään tulevaisuuteen vielä. Tänä päivänä parlamentti keskusteli järkyttävistä Australian maastopaloista. Pohjois-Yorkshiressa, Englannissa, ihmiset ovat kärsineet valtavista tulvista. EU on antanut miljoonia tulvien hoitoon, mutta yhdistymiskuningaskunta kieltäytyi tästä avusta. 1980 meidän rantamme saastuivat pahoin. 40 vuotta myöhemmin 90 prosenttia näistä alueista, on merkitty sellaisiksi, ne voi uida EUn miljardiavun avulla. Eikö Boris Johnsonin hallitus voisi pitää rannat puhtaan? Emmekö voisi luottaa siihen, että lintumme ovat turvassa, jotka kuole sukupuuttoon, mutta kuka sitten auttaa, kun tulvia jälleen kerran esiintyy minun Niin on tehnyt jatkoa valtavasti työtä lastemme tulevaisuuden puolesta. Eikö tällaisten säilyminen pitäisi olla varoitus kaikille siitä, että ilmastonmuutos ei kunnioita kansainvälisiä rajoja? Paljon valittujen henkilöiden tehtävä kaikilla maailmassa on suojata maapalloa ympäristökatastrofilta Yhdistyneessä kuningaskunnassa tilanne tulee olemaan paljon huonompi kuin tähän saakka sitten, kun lähdemme EU-sta. Muito obrigado. Kiitokset. Annan puheenvuoron seuraavaksi Stanislav Bontakille. Minuutti. Děkuji, pane předsedo. Obligátní... Kiitos, puhemies. Niin, normaalisti voisi sanoa, että päivälaskun jälkeen pimeys on pimeimmillään. EU puuttuu moniin asioihin elämässämme, joskus menestyksekkäästi, joskus vähemmän. Mutta se, mihin se ei puutu tarpeeksi, on poliittisten puolueiden rahoitus, erityisesti jäsenvaltioissa. Avoimuus puuttuu täysin monissa jäsenvaltioissa. Ei ole pakollista rahoittajien rekisteröitymistä monissa jäsenvaltioissa. Se aiheuttaa hankaluuksia kansallisille viranomaisille, mutta myös kansalaisille. On valtavasti tapauksia, joissa ulkoiset voimat vaikuttavat, venäläiset voimat, Brexit-puolueesta on puhuttu, Unkarin puolueet, Itävalta, ÖVP, muissakin maissa. Joten mielestäni on tärkeää, että EU alkaa tutkia näitä asioita, koska sinne mihin aurinko ei paista on pimeä paikka. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoro menee Marius Vrotokselle. Äh, minuutti. România are una dintre cele mai mari incidențe ale cancerului. Din păcate, tratamentul și îngrijirile pacienților bolnavi de cancer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 Kiitokset. Kyse on aiheesta, joka liittyy Euroopan unionin laajentumiseen. Viime vuosina huomio on kiinnitetty Länsi-Balkanin tilanteeseen, erityisesti Serbian. Ja voinkin todeta, että Romania seitsemän vuotta sitten, kun neuvottelut tämän maan kanssa – alkoivat. Romania vaatisi siis sitä, että vähemmistöoikeudet nimenomaan 300 000 romanialaista, jotka puhuvat romania, otettaisiin huomioon ja, ja tätä vähemmistöä myöskin kunnioitettaisiin. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut olisi taattava se, että romanienkieliset henkilöt saisivat esimerkiksi oman sanomalehden ja muutenkin tilanne on jättänyt paljon toivomisen varaa. Siksi haluan varoittaa Euroopan komissiota tilanteesta, nimittäin vähemmistöoikeuksien vaaliminen ja niiden <clears throat> valvominen on myöskin äärimmäisen tärkeää. Kyse on sopimuksesta, joka sovittiin Serbia ja Romanian välillä, mutta seitsemän vuoden aikana tilanne ei ole kuitenkaan parantunut eikä sääntöjä ole noudatettu. Kiitokset. Seuraavaksi edustaja John Howard, minuutti. President for bearing with me again. Kiitos puhemies, että kestätte minua taas. Otan tämän asian esille julkisena asiana tässä salissa. Viime päivinä monien viestimien raporttien mukaan, jotka kertovat nuoresta brittituristista, naisesta, joka valitti moninkertaisesta raiskauksesta ollessaan Kyproksella on tullut esiin. Kymmenen tuntia oli, kestivät poliisikuulustelut ilman, että hänellä oli oikeusavustajaa sen jälkeen. Seurauksena oli syytteet ilkivallan teosta julkista viranomaista kohtaan oikeuden unionissa pitäisi toimia ilman pelkoa. Me kaikki tasa-arvoisia EU-kansalaisia. Kun olen tutustunut tapauksen raportteihin, niin uskon, että tässä on näyttöä oikeuden väärinkäytöstä. Se haittaa Kyproksen mainetta kovasti. Tietysti ehdollinen tuomio on askel hyvään suuntaan, mutta toivon, että hänen nimensä puhdistetaan muutoksen haussa. Unioni ei ole täydellinen ennen kuin oikeus ja naisten oikeudet taataan kautta sen alueen. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi he puheenvuoro menee Kristiina Maistrelle puhemies. Kiitokset. Väestökysymykset ovat yksi asioista, joihin on kiinnitettävä huomiota tämän vaalikauden aikana. Esimerkiksi nuorten siirtyminen pois maaseutualueille on yksi keskeisistä kysymyksistä. Nimenomaan maaseutualueet köyhtyvät, niiden väestö siirtyy kohti kaupunkialueita ja tämä tuo mukanaan epätasaparvoisia tilanteita ja, ja erilaisia mahdollisuuksia äh, näiden alueiden välillä. Esimerkiksi sosiaalirahasto, VEDER ja muut rahastot ovat äh, käynnistäneet äh, konkreettisia toimia, jotta tätä maalta muutto ilmiötä voitaisiin hidastaa erilaisin rahoituksellisin ja koulutuksellisin eh, toimin aina ensi vuoteen asti. Me tarvitsemme myöskin eh, teknologisia uudistuksia ja digitalisointiin panostamista myöskin maaseutualueilla. Kestävä kehitys on äärimmäisen tärkeää ja ylipäätään eh, kaikki mahdolliset väestöä kannustavat hankkeet ovat tervetulleita tähän kaikkien on eh, sitouduttava, eh, jotta pystyisimme löytämään jonkinlaisen vastauksen tähän väestöhaasteeseen. Ehm, nyt eh, viimeinen illan puheenvuoro vielä. Kavakka minuutti. Kiitoksia puhemies. Viittaan siihen, mitä kollegat aiemmin sanoivat, vain vahva Eurooppa auttaa mitä selviytymään modernissa nykymaailmassa. Kroatian puheenjohtajakauden prioriteetit ovat siksi oikein asetettuja. Tulemme kuulemaan niistä enemmän huomenna. Ne tulevat myötävaikuttamaan siihen, että pystymme vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Olen varma, että me kaikki haluamme Euroopan, jossa köyhät ja rikkaat kumpikin omaavat samat mahdollisuudet. Haluamme Euroopan, joka yhdistää ihmisiä. Euroopan, joka edistää ihmisten potentiaalia, Euroopan, joka tuo lisäarvoa kansalaisille, Euroopan, joka kertoo kansalaisille, mitä Eurooppa tekee, ja että ihmiset eivät unohda sitten, että Eurooppa heidän kotiinsa. Kroatian aloitteena on myöskin edistää Invest EU-ohjelmaa. Kroatialainen komissaari, joka vastaa demografisista kysymyksistä, tulee järjestämään konferensseja tästä aiheesta. Haluamme vaikutusvaltaisen Euroopan, joka tekee vanhasta manteristamme vahvemman ja mantereen, joka pystyy vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Olen varma, että Kroatia tulee osoittamaan, että Euroopan unioni on valmis toimimaan. Tästä kuulemme enemmän huomenna kuitenkin. Kaikki, jotka haluavat vierailla Kroatiassa, teille kaikille haluaisin toivottaa sitä, että te otatte huomioon sen, kuinka vahvasti Eurooppa